Vous allez bien Oui, Okei, okay, ladies and gentlemen. Dear... No niin, hyvät naiset ja herrat, parhaat kollegat, lämpimästi tervetuloa arvoisille vierailemme nyt. Meillä on julkinen kuulemistilaisuus, jonka aiheena on Euroopan unionin tehtävien ulkomaisten investointien seuranta. Kaikki olette tietoisia siitä tosi asiasta, että Euroopan unionin on muun muassa viime vuonna erityisesti erästä asian, isosta asian maasta tehty hyvin paljon investointeja välittäjinä tai välikäsinä valtion omisteiset yritykset. Ja tämä on herättänyt sitten keskusteluja ylipäätään investointien seurannasta Euroopan unionissa. Komissio teki ehdotuksen viime syyskuussa. Eikä tietenkään ole minun tehtäväni selittää tätä komission ehdotusta teille, vaan nyt meillä on suuri ilo saada kuulla komission jäsen Malmströmiltä tästä asiasta. Olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja Lange, naiset ja herrat. Hyvää uutta vuotta niille, joita en ole nähnyt, ja kiitos, että jo olette järjestäneet tällaisen valiokunnan kuulemistilaisuuden hyvä aihe ja ajankohtainen, josta keskustellaan monessa maassa. Minä olen nyt tänne tullut puhumaan omasta ehdotuksestamme niin, että löytyy tasapaino, kun ajatellaan taloudellista vapautta yhtäältä ja toisaalta julkista järjestystä, yleistä järjestystä. Kiinalainen kun sanoa, että paras aika puu oli 20 vuotta sitten ja sitten toiseksi paras aika, ajankohta on nyt. Jos ajatellaan yleistä järjestöturvallisuutta, niin ei sitä yhdessä päivässä hoideta, vaan sitä täytyy ho- hoivata joka päivä. Me olemme suunnitelleet ja aikaakin on ollut suunnitella. Me olemme valmistelleet tätä ja oikeastaan unionin tulevaisuus riippuu siitä, miten tulevaisuutta valmistellaan. Kun ajatellaan maailmanlaajuisia haasteita, ei pelkästään tätä, vaan monia muitakin. Ja miten pitää turvata unionin perusta. No hyvä, että meillä on päämiehiä, jotka tämän tunnustavat täälläkin. Ei ole aina helppoa etukäteen uhkia mahdollisuuksia huomatakaan. Ja tehdä yksinkertaisia päätöksiä hyvissä ajoin tai sitten monimutkaisempia päätöksiä puolestaan myöhemmin. Tätä täytyy aina punnita. Kuten tiedät, Euroopan unioni on aina ollut avoimimpia ympäristöjä ulkoisille investoinneille maailmalla. Me tuemme ulkoisia investointeja, se on erittäin tärkeä talouden vapaus, se on hyvä asia, joka meitä on palvellutkin. Mutta ei pidä olla lapsenuskoinen, nimittäin halu toimia investointien seurannassa on ihan järkevää ja voidaan suunnata katse tulevaisuuteen, kuten puheenjohtaja totesi, niin tässä on ostettu merkittäviä omistuksia Euroopassa. Merkittävä osa on valtiojohtoisia yrityksiä, jotkut saavat tukea tai apua ulkomaisilta hallituksilta. Ja totta kai niillä on merkittäviä investointiesteitä yhteishankkeissa, teknologiasiirroissa tai omistuksissa. Nuo maat eivät ole yhtä avoimia kuin me, eivätkä noudata samoja sääntöjä kuin me. Eli heillä on oma lehmä ojassaan. Joskus se ei sovi meidän kuvioihimme. Ja tätä taustaa vasten puhumme nyt, kun puhumme komission erotuksesta ulkomaisten sijoitusten seurannasta. Totta kai tässä kuullaan myös asiantuntijoita myöhemmin, miksi erotusta tarvitaan juuri nyt, mitä me teemme, mitä me emme tee. No sitten totta kai vielä tulee kysymyksiäkin. No miksi sitten on tarpeen näin tehdä ja nyt? Kun maailma on avautunut, niin investointivirratkin yleensä kumppanit ovat olleet maita, joilla on samanlainen taloudellinen tausta kuin meillä. Samat säännöt. markkinat ovat muuttuneet, uusia vahvoja toimijoita tullut mukaan, joilla ei ole ihan samoja standardeja, joilla ei aina ole samoja sääntöjä eikä reilua peliä pelata aina. Jotkut käyttävät investointia avoimesti saadakseen tekniikkaa, perusrakenteita ja tietoa. Ja voi olla, että pitäisi suojeltua ainakin joitakin kriittisiä varoja täytyy suojella. Totta kai me, me olemme totta kai riippumattomia, ei kun riippuvaisia puhuja korjaa turvallisuudesta yleisestä järjestyksestä. Jos ajatellaan kriittisiä teollisuuden energiaa, siinä tarvitaan erityisosaamista ja palveluita, jotta yksi jäsenvaltio tämän siirtäisi ulkomaiselle sijoittajalle ilman, että mietitään mikä vaikutus sillä on naapurille tai unionille kokonaisuudessaan, niin se saattaa olla vaarallista. Eli Jokainen jäsenvaltio haluaa sitten selvittää, miten turvallisuutta yleistä järjestystä hoitaa, koska ne ovat erityisalueita. Mutta on heikkoja kohtia kansallisesti ja myös eurooppalaisesti ottaen. Siksi me olemme päätyneet tähän ehdotukseen tuodaksemme sen parlamenttiin ja neuvostolle niin, että jäsenvaltiot saavat omassa seurannassaan keinoja hoitaa tämän, jos niin haluavat tehdä ja jos haluavat mekanismi ottaa käyttöön, kuten tiedätte, puolellakaan ei ole näitä vielä. Haluamme te jäsenvaltiot, mutta tämä on muuten kaikkein tärkein osa, jakaa tietoa ja yhteistyötä. Haluamme, että jäsenvaltiot saavat myös tietoa EUn tasolla investointikumppaneista. No, mit, mihin tällä päästään? EUn yksi vahvuus on, että se on alusta tiedolle ja, ja tiedon jaolle. Sen, että tehdään sama juttu 28 otteeseen. Ehkä jotain voi yhdessäkin tehdä saadaksemme hyötyä, säästetään rahaa ja voimia. Ja näin pyrimme tekemään tämänkin ehdotuksen kanssa. Pannaan viisat päät yhteen ja katsotaan, minkälaisia yhteisiä elementtejä on, jotta löydetään hyviä käytäntöjä, läpinäkyvyys, syrjimättömyys, oikeusuojakeinot. Kaikki ne ovat sellaisia tekijöitä, jotka ovat meille tuttuja Euroopan unionissa – ja se olisi EU-tyylistä investointiseurantaa. Mietitään yhteisiä käytäntöjä ja maat voivat näin kehittää omia lakejaan, mutta saada myös itseluottamusta yhteisönä, kun niitä toteutamme. Totta kai ei se tähän pääty tämä yhteistyö tiedon vaihto. Ei ole mitään vakiintuneita tiedo, tietokanavia vielä tällä saralla ja, ja sen haluamme nyt korjata niin, että jäsenvaltiot saavat keinon keskustella – ja näin ehkä päästään useakin tavoitteessa. Voidaan tehdä yhteistyötä tai maat voivat yhteistyötä tajutakseen, mikä on tässä suuremmat kuviot ulkomaisissa sijoituksissa. Yksilöidään ja puuttua näihin huoliin. Näin luodaan keskustelulle tilaa, mitä voidaan kehittää ja kohentaa nykyisiä mekanismeja. Komissio voi olla tässä totta kai koordinoidana. Näin jäsenvaltiot saavat foorumin, jossa esittää huoliaan. Komission puolella haluamme totta kai tutkia mahdolliset uhat turvallisuudelle näissä investoinneissa, ja jos sellaista uhkaa ehkä on, niin sitten tulisi ei-sitovia suosituksia ja selityspyyntö, jos investointi toteutuu. Mutta on tässä paljon sellaistakin, mitä me emme tee. Ehdotus ei poista jäsenvaltiolta mitään oikeuksia, kun johonkin maahan tulee ulkomainen sijoitus niin maa itse toki edelleen päättää, toteuttaako sen vai ei. Tarkoituksena antaa valtaa maille, ei rajata sitä. Ei tässä yhdenmukaisteta tai luoda mitään uusia seurantamekanismeja, vaan tehdään yhteistyötä, tiedotetaan, jaetaan tietoja, autetaan jäsenvaltioita tekemään päätöksiä, mutta ei ajeta niiden yli. Ei tässä mitään protektionismiakaan luoda. Taustamme osoittaa, että me haluamme vapaita markkinoita ja vapaita investointivirtoja. Jotkut haluavat tämän olevan kattavampaakin, mutta meillä on omat sitoumuksemme OECDssä ja VTOssa ja niin, että saamme sääntövetoisen järjestelmän, mikä on ehkä tärkeämpää kuin koskaan. Eli luodaan luottamusta ulkomaisiin investoihin. Me haluamme niitä ja tarvitsemme niitä. Emme mitenkään heikennä sen mahdollisuuksia, mutta olemme valmiita keskustelemaan kuitenkin joissakin tapauksissa. Eli me haluamme saavuttaa turvallisuutta jatkossa. Ja lopuksi kreikkalainen sanalasku, yhteiskunta kasvaa suureksi kuin vanhat miehet sun puita istuttavat, joihin eivät koskaan itse pääse istumaan. No tässä asia on vähän kiireellisempi kuin ehkä sanalasku antaa ymmärtää, mutta maailma menee niin kovaa vauhtia eteenpäin ja me olemme tässä yhteisessä maailmassa ja poliitikoilla on vaikeuksia pysyä tahdissa mukana lainsäädännössä. Kaikki eivät ole samaa mieltä siitä, että maapallostuminen on hyvästä. Huoliakin on paljon, jotkut perusteltuja, jotkut eivät. Mutta tärkeintä perusrakenteiden suojelu on ihan perusteltu huoli. Ja jos haluamme osoittaa, että me voimme muokatakin maapalloistumista, niin silloin tässähän on hyvä alku. Tämä on erittäin tärkeä askel eteenpäin muokatessamme tätä maapallostumista, annetaan valta jäsenvaltioille, jotta he voivat tehdä omat päätöksensä. Näin olemme vahvempia yhteisönä. Voidaan yksilöidä uhkat, uhat ja sitten luoda uutta ympäristöä kuitenkin, niin että ollaan tässä etuasemassa, luodaan turvallisuutta, luottamusta. Näin ollen voimme varmistaa sen, että kansalaiset elävät ympäristössä, jossa voivat kukoistaa ja innovoida. Eli tähän me tähtäämme. Me haluamme Euroopan, joka on menestyksellinen ja odotan mielenkiinnolla yhteistyötä parlamentin kanssa, jotta tämä toteutuu. Tiedän, että olette työn jo aloittaneetkin. Esittelijä Bruston tämän jo käynnistänyt ja paljon edellä neuvosto. Odotamme mielenkiinnolla yhteistyötä. Kiitos, että järjestätte tämän kaksi paneelia tänne. Sehän on hyvin valaisevaa. Kiitokset komission jäsen. Toden totta. Euroopan parlamentti on ajanut asiaa tähän suuntaan ja meillä on esittelijä, joka tekee kovasti työtä. Nyt meillä on tosiaan kaksi paneelia. Ensimmäinen kertoo eri lähestymistavoista investointien seurannassa ja toinen sitten investointiseurannasta ihan käytännössä. Ensimmäisessä paneelissa kuulemme kolme asiantuntijaa. Vera Armen Mir on vieraanamme. Hän on Yhdysvaltain valtiovarainministeriön edustaja ja Sifiuksen puheenjohtaja. Kyseessä on siis se viranomainen, joka Yhdysvalloissa hoitaa investointien seurantaa. Tämäpä taitaa olla ensimmäinen kerta, kun äh, meillä on kunnia saada kuulla teiltä teidän lähestymistä vastaan täällä Euroopan parlamentissa. Sitten Ieva Jauntseme, joka on hallintopäällikkö Latvian valtiovarainministeriöstä, ja sitten François Riegert, joka on Brysselissä Ranskan pysyvässä edustustossa ministeriön neuvonantaja talousasioissa. Ensimmäisenä Eimen Mir, kahdeksan minuuttia. Mikrofoni. Thank you for inviting me here today. Kiitos, että minut kutsuttiin tänne. Hienoa tavan kertoa teille meidän kokemuksistamme Yhdysvalloissa, kun on kyse sijoittajien seurannasta. On tärkeää ymmärtää, että Yhdysvalloissakin on ollut hyvin pitkä sitoumus kautta koko hallinnon vuosikymmenten ajan avoimen investointiympäristön ylläpitämiseksi. Ulkomaiset suorainvestoinnit tuovat merkittävää hyötyä koko taloudelle ja myötä BKTL BKTLään työpaikkojen luomiseen ja se lisää myöskin vientiä. Uskon, että tässä suhteessa olemme samassa veneessä kuin eurooppalaiset. On kuitenkin totta, että jotkut ulkomaiset investoinnit tuovat mukana riskejä. Nyt valtaan kongressi on laatinut miltei 30 vuotta sitten investointien seurantaprosessin. Siinä arvioidaan pääasiassa riskejä ja kuitenkin samalla pidetään mielessä, miten arvokkaita ulkomaiset investoinnit ovat. Ulkomaisia investointeja käsittelevä komitea Cefius ja hallituksen 11 eri ministeriötä ja valtionvarainministeri ovat tärkeimpiä toimijoita. Nyt kerron lyhyesti CFIOS-prosesseista ja sitten kerron joistakin suosituksista, kun me pyrimme yhteiseen tavoitteeseen investointien suhteen. Ensinnäkin komitealle lähetetään asia hoidettavaksi ja sitten kun asian käsitys on loppuun, on 30 päivän arviointiprosessi edessä. Sen jälkeen saattaa tulla jopa 50 päivän jatko, eli yhteensä 75 päivää kestää tämä prosessi. Tämä aikana tuo koko komitea mukaan luettuna tiedusteluyhteisö arvioi sitä, mikä tilanne on, ja eri virastot keskustelevat viikoittain toimenpiteistä, mikä se, jos ei havaitse, havaitse mitään huolia, jotka liittyvät transaktioon kansallisen kannalta, silloin se ilmoittaa kongressille, että arviointi on saatu päätökseen, ja sitten saa safe harbor-kohtelun, eli sitoumuksen siitä, että Cefius ja eikä myöskään presidentti ei pidä transaktiota millään tavalla varsena Mikäli CEFIOS havaitsee, että kansalliseen turvallisuuteen liittyviä huolia on, se antaa kirjallisen analyysin tilanteesta, jonka pohjalta sitten päätetään, voidaanko riskiä vähentää. Silloin neuvotellaan sitoumuksista tai lupauksista vastapuolen kanssa. Ja mikäli ei voida riskejä vähentää, silloin asennetaan presidentille, joka sitten lain mukaan on se taho, joka voi estää transaktion. Hänellä on mahdollisuus estää tällainen yritys toiminta. Sijoitusprosessin ydin on seuraava. Me uskomme, että tietyt piirteet siinä ovat auttaneet varmistamaan sen, että kansallinen turvallisuus taataan tehokkaalla tavalla, hoidetaan asiat ja samalla kuitenkin pitää yllä sijoittajilla suopilasta ympäristöä. Cefius keskittyy lähinnä vain kansalliseen turvallisuuteen, vain ainoastaan, eikä pohdi taloudellisia etuja. Se, että kansallinen turvallisuus on kaikkien keskiössä, se on tyypillistä koko prosessille cfius alkavat ja päättyvät aina kansallisen turvallisuuteen. Ja sitten keskitytään vain tähän. Tämä avoimet markkinat ja kaupalliset päätökset, ja hallituksen interventiota tehdään vain alueelle, jolloin, jolla hallituksella on yksin oikeus hoitaa asioita, eli kansallinen turvallisuus. cfius ei ole alakohtainen investointien kielto, hanke. Se myös tekee päätöksiä transaktioista transaktioiden itsensä valossa Kansallinen turvallisuus saattaa liittyä mihin tahansa talouden sektoriin. SEFYksellä on mahdollisuus uuden tarkastella transaktioita, joista ei vapaaehtoisesti ole sille ilmoitettu. Osapuolet, ne katsovat, että turvallisuushuolia saattaa olla, silloin osapuolet saattavat edetä transaktion kanssa ilman, että pyydetään safe harbor-kohtelia SEFYkseltä. Kolmanneksi, SEFYksen uuden tarkastelut ovat erittäin tiukkoja. Joka ikinen transaktio, joka ilmoitetaan komitealle, analysoidaan asiantuntijoiden toimesta erittäin huolella ja katsotaan, liittyykö transaktion kansalliseen turvallisuuteen liittyvä riskejä. Uhka, haavoittuvuus ja seuraamukset otetaan aina huomioon. Uhka-analyysi tarkoittaa sitä, että tarkastellaan ostajan maisuutta aiheuttaa huolta kansallisen turvallisuuden kannalta. Tiedusteluyhteisö, tiedusteluviranomaiset ovat tästä auttamassa tietoa. Ensiksi tarkastellaan mahdollisuutta, että ostaja pääsee tiettyyn liiketoiminnan piiriin, joilla saattaa olla kansallisten turvallisuuden kannalta seuraamuksia ja mitä tällainen haavoitus löydetään, katsotaan miten sitä voidaan, sen väärinkäyttö voidaan estää. Ja kaikki nämä kolme tekijää otetaan huomioon, mutta taloudellinen hyöty ei ole asioita arvioidaan. Suurin osa transaktioista, joita CFIUS tarkastelee, on sellaisia, ovat sellaisia, joihin komitean ei tarvitse puuttua. Viidenneksi Sefius tarkasti riskejä oikeasuhtaisuuden periaatteella. Mikäli muut viranomaiset ovat erittäneet arvioineet transaktion aiheuttamia riskejä, Sefius ei puutu peliin näissä tapauksissa, joilla transaktioilla on kansallisen riskiin, kansallisen turvallisuuteen liittyviä riskejä. Sen sijaan, testettäisiin transaktio, Sefius ensin pyrkii lieventämään riskejä ja pyytämään tiettyjä lupauksia osapuolilta niin, että riski voidaan välttää, mikä on mahdollista. Se, että transaktio saattaa aiheuttaa joitakin riskejä kansallisen turvallisuuden kannalta, tämä ei tarkoita vielä, että transaktio estetään. Suurin osa transaktioista, joita voisi tarkastelee, ovat sellaisia, että toimenpiteisiin ei tarvitse ryhtyä, mutta mikäli havaitaan huolia, usein nämä huolet voidaan tunnistaa ja myöskin toimet, joilla voidaan riskejä lieventää. CFIUS on valmis suosittelemaan presidentille, että transaktio kielletään, mikäli ei voida olla varmoja siitä, että riskin lievennystoimet ovat riittäviä tai niitä ei voida kunnolla valvoa. Historiallisesti katsottuna vain pieni määrä transaktioita on joutunut tällaiseen menettelyyn. CFIUS-prosessin tarkoituksena on ollut vastuutilivelvoinen ja erittäin avoin. Prosessi kestää 75 päivää ja prosessi on luottamuksellinen. Sirius ei saa julkaista tietoa, joka liittyy transaktioihin. Kaikki tiedot, jotka Sirius sanoo, saa seurannan aikana johtaa siihen, että presidentti joko toimii tai ei. Siriuksen tarkoituksena pitää yllä luottamuksellisuutta. Se on erittäin tärkeää mikäli halutaan, että ostajat vapaaehtoisesti ilmoittavat aikeistaan komitealle. Ja nyt täytyy kaikkien voida luottaa siihen, että tieto on salassa pidettyä, tiedot pitää salassa. Viimeisen kymmenen vuoden aikana kansallinen huoli on otettu vakavasti, mikä transaktioon sellaisia on riittänyt. Nämä ominaispiirteet koko järjestelmässä ovat mahdollistaneet sen, että riskejä voidaan välttää ja investointiympäristö pysyy avoimena. Tämä kauppaministeriön mukaan on johtanut siihen, että 2015-2016 vuosina, jolloin se toimii erittäin aktiivisesti, johti siihen, että 7,8 prosenttia kasvoi investointien määrä vuodessa. Investointitilanne on muuttunut maailmalla tällä välin ja ilmin jaamme teidän kanssanne kokemuksiamme nyt täytyy pohtia myöskin, miten vastaan uusiin haasteisiin, kun tarkastellaan valtiollisia suoraa investointeja, niiden laajuutta ja suuruutta, varsinkin on kyse pitkäminästä teknologiasta, tavaran tuotantoteollisuudesta ja samalla täytyy tarkastella eri hallitusten tarkoitusperiaan näiden investointien takana. Yhdysvaltain pohdimme sitä, kuinka mahdolliset kansalliset riskit, jotka liittyvät tällaisiin yritysostoihin, voidaan välttää niin, että pidetään kuitenkin investointiympäristöä avoimena. Meillä on hyvin pitkä kokemus. Avoimuus, oikeusvaltion periaate ja vapaiden markkinoiden periaate ovat päällimmäisenä. Kongressin jäsen hiljattain ottivat käyttöön lainsäädäntöä, jolla uudelleen tarkastellaan CFIUS-prosessia ja uudenaikaistetaan siitä. Elyt muutokset saattavat johtaa antaa tai laajentaa toimenkuvaamme ottamaan niin, että mukaan tulevat muunkin tyyppiset transaktiot. Samalla kuitenkin avainpiirteet pysyvät ennallaan, piirteet, jotka kuvailin teille. On tärkeää, että liittoisemmekin parantavat turvallisuustoimia. Tämä on myöskin meidän turvallisuutemme turvallisuustoimien mukaista ja investointien arviointi on tässä tärkeää. Euroopassa mikäli kehitetään pitkälle meneviä toimia, saattaa parantaa ei pelkästään Euroopan turvallisuutta, vaan myöskin Yhdysvaltain turvallisuutta. Lisäksi voidaan suojella teknologiaa ja toimintavalmiuksia, jotka ovat merkittäviä Yhdysvaltain kannalta. Investointien seurantaprosessi muissa maissa ei välttämättä ole identtinen Yhdysvaltain järjestelmän kanssa, mutta silti toivomme, että Euroopan maissa kehitetään sellainen lähestymistapa, joka vahvistaa syvällistä pitkään menevää kauppasuhdetta Amerikan kanssa. Ilomielin jatkamme vuoropuhelua teidän kanssa ja me jaamme teille tietoa omista prosesseista ja siitä, mitä olemme ottaneet opiksemme. Ilomielin vastaan kysymyksiin. Kiitos paljon. Thanks a lot for this interesting contribution. And I will now hand over. Suuret kiitokset puheenvuorostanne ja seuraavaksi puheenvuoro Ievalle, äh, Ieva Jontsenemme Latviasta, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja arvoisat äh, valiokunnan jäsenet. Onpa mukava saada tulla puhumaan teille, joten kiitokset äh, puheenjohtaja Lange siitä, että kutsuitte tänne. Kyllä investointien seuranta on äärimmäisen tärkeä asia monestakin syistä, esimerkiksi globaalistumisen ja geopoliittisen tilanteen kehittymisen vuoksi Tulen puuttumaan puheenvuorossani kahteen seikkaan, ylipäätään Latvian tilanteeseen ja siihen, miten Latvia on puuttunut ulkomaisiin investointeihin ja niiden seurantaan. Ja sitten komission ehdotus, kommentoin myös sitä. Näin voin kertoa teille myös Latvian kannasta tämän käytävän keskustelun aikana. Kun ajatellaan Latvian ja Baltian maiden investointi-ilmastointia, Latvia on pieni talousalue ja ymmärtää ulkomaisten investointien merkityksen, kunhan ne tapahtuvat oikeissa olosuhteissa. Kun ajatellaan Baltian aluetta, niin investoinnit ovat olleet varsin äh, vähäisiä kaiken kaikkiaan keskimäärin kolmisen prosenttia BKTstä äh, ja niiden merkittävää nousua on estänyt, ovat estäneet tietyt poliittiset äh, shokit. Ja kun ajatellaan sitä, miten äh, pyritään suojelemaan äh, julkista turvallisuutta ja järjestystä, äh, niin keskustelu jota käydään pohjautuu luonnollisesti EU-sopimuksiin, erityisesti pääomaanvapaaseen liikkuvuuteen ja samoin siihen, että maa olisi kiinnostava investointi investoijille. 2017 sitten vielä kaasumarkkinoiden vapauttaminen ja mediamarkkinoiden muuttuminen, kehittyminen sekä ylipäätään muutokset todelliset uhat, jotka saattaisivat kohdistua merkittäviin infrastruktuureihin ja aiheuttaisivat näin vaaraa maalle, tulivat ilmeiseksi ja näin Latvia alkoi pohtia EU-lainsäädännön ja sopimusten mukaisia tai sallimia toimia suojautua invest- tietyiltä investoinneilta. Euroopan unionin nämä lailliset kehykset, sijoittajasuoja, Euroopan unionin jäsenvaltioiden, kuten Yhdistyneen kuningaskunnan, Ranskan ja Saksan lähestymistavat, sitten Latvian oma lainsäädäntö, sen asettamat rajoitukset, meidän perustuslakimme, siis sitten lailliset oikeussuoja, keinot ja eri määräykset. Kun sitten tarkasteltiin ja tehtiin muutosesityksiä myös niin 2017 maaliskuun lopussa hyväksyttiin kansallisen turvallisuuden laki. Äh, ja se sisältää myös ulkomaisien investointien seurantaa koskevan osuuden. Kyse on investoinneista, jotka vaikuttavat äh, kansallisiin infrastruktuureihin, kriittisiin infrastruktuureihin, kansallisella tasolla, Euroopan tasolla. Ja meillä on 26 yritystä, joita tämä kansallisen turvallisuuden laki koskee. Näitä yrityksiä pidetään strategisesti merkittävinä ja meidän viranomaisemme ovat pyrkineet todella löytämään hyvän tasapainon yhtäältä julkisen yleisen turvallisuuden ja järjestyksen välillä ja toisaalta sitten Ähm, sen välillä, että ulkomaiset investoinnit edelleen ovat mahdollisia reilussa toimintaympäristössä. Neuvoston äh, työryhmässähän asiasta on keskusteltu ja niin kuin komission puheenjohtaja Juncker unionin tilapuheessaan oikein totesi, niin itsekin voin todeta, että emme me ole mitään naiveja toimijoita. Euroopan unionin täytyy puolustaa strategisia etujaan ja siksi me olemme nyt äh, uuden puitteiston investointiseurannalle luoneet. Hyvä niin, tämä on hyvä aloite, mutta aika paljon aikaa varmaan säästyisi, jos äh, tähän ehdotukseen olisi liitetty, liitetty vaikutusarvio, joka voisi tarkastella niitä vakavia tilanteita, joissa kriittinen infrastruktuuri saattaisi olla vaarassa, mutta kun ajatellaan toimintavälistä välistä sopimusta parlamentineuvoston ja välillä ja komission välillä toiminnan välinen sopimus 13. Äh, huhtikuuta 2016 paremmasta lainsäädännöstä. Sehän pyrkii juuri parantamaan lainsäädäntöprosesseja ja näiden kol- nämä kolme toimielintä ovat sopineet siitä, että vaikutusarviot niiden teettäminen todella parantaa EUn lainsäädännön laatua. Vaikutusarviot auttavat kolmea toimielintä tekemään perusteltuja päätöksiä. No, useimmat jäsenvaltiot ovatkin sopineet edistymisestä. Latvia kuuluu näihin maihin, mutta täytyy muistaa, että kun on tehty tämä aloite paremmasta lainsäädännöstä, jota luonnollisesti tuemme suuresti. Arvoisat parlamentin jäsenet, Kyllä Latvia pitää oikein hyvänä tätä aloitetta sen puutteista huolimatta. Tässä on kuitenkin avoimia kysymyksiä. 2272 on laillisuus, laillinen perusta, oikeusperusta. Se liittyy yhteiseen kauppapolitiikkaan. Onko investointien seuranta kauppapolitiikkaa? Tämä on kyseenalaista mielestämme. Samoin artikla sisältää kohdan 6, jossa todetaan, että toimivalta yhteisen kauppapolitiikan alalla ei rajoitu unionin ja jäsenvaltioiden välisiin toimivaltoihin. Oikeusperustan valinta luo siis toisenkin ongelman. Tässähän kyse on asetusluonnoksesta, joka tulee suoraan voimaan jäsenvaltioissa. Ja Komissiohan on saanut tästä investointiseurannasta esimerkkien pohjalta kommentteja. Ja jotta nämä ongelmat voitaisiin ratkaista, niin oikeusperustaa tulisi muuttaa. Ja sitten soveltamisalan tulisi olla pikemminkin puite päätös. nämä jäsenvaltiot voisivat äh, luoda kyllä yhteisen välineen, äh, joka on kuitenkin äh, sitova. Ja kilpailujäsen valtioiden välillähän on tosiasia kilpailuinvestoinneista. On mahdollista, että jäsenvaltiot pyrkivät luomaan esteitä toinen toisilleen, tämän ehdotuksen pohjalta ja Latvia katsookin, että investointien seurantaa kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan. Asetuksessa muuten todetaan myös, että jäsenvaltioiden tulisi toimittaa vuosittainen kertomus. Kyse on kuitenkin tiedoista, joita kansalliset turvallisuusviranomaiset ovat keränneet, ja nämä voitaisiin näitä voidaan pitää valtion salaisuuksina, joten mitenkään turvallisuuspalvelumme suhtautunevat näiden tietojen jakamiseen. Toivon, että Bulgarian puheenjohtajakaudella tulemme neuvoston työryhmässä ja tietenkin seuraavassa paneelissa myös pohtimaan sitä, miten tämä asia on parasta hoitaa nykyteknologian käyttämisen valossa löytäen tasapaino EU-toimivallan ja kansallisen toimivallan välillä, samoin suhteellisuus- ja läheisyysperiaatteet huomioon ottaen. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Kiitokset teille. Tämä oli hyvin selkeä viesti. Ja nyt puheenvuoronsa ranskalainen ystävämme. Olkaapa hyvä. Niin, hyvää iltapäivää, hyvää uutta vuotta. Kiitos puheenjohtaja kutsusta ja tilaisuudesta esitellä ulkomaisten investojen seurannan järjestelmää Ranskassa ensinnäkin perusta, sitten soveltamisala, menettely, lupaa pyynnön yhteydessä. sitten lopuksi Ranskan hallituksen kantakomission ehdotukseen. Ensinnäkin menettelyn perustana on poikkeus ja periaate. Ensinnäkin periaatteena on se, että Ranskan ja ulkomaiden väliset taloudelliset suhteet vapaita. Ja sitten poikkeus puolesta niin, että ennakkoon pitää pyytää lupaa ulkomaiselle investoinnille tietyissä kysymyksissä, jotka on tarkkaan määritelty liittyen puolustukseen, yleiseen järjestykseen, olennaiseen toimintaan liittyen kansallisen etuun. Ja Euroopan sopimuksissakin on mainittu tämä muun muassa pääomien vapaa liikkuvuus. Soveltamisalaa kolme päällekkäistä kriteeriä. Ensinnäkin kelpoisuus hakea lupaa, sitten investoijan alkuperä, liiketoimen luonne ja ranskalaisen yrityksen toimintaa, joka on kohteena. Ensinnäkin alkuperässä tehdään ero, onko kyse etan maista vai muista maailman maista. Sitten liiketoimen luonne. Totta kai se edellyttää valvontaa ennen kuin lupa voi hakea ja sitten hankitaanko koko vai osa liiketoimintaa Ranskassa ja että alueen ulkopuolisten investointien kohdalla 30-30 prosenttia on kynnyksenä pääoman omistuksessa ja äänioikeudessa. No sitten itse toiminta, joka tulee kyseeseen. Ensinnäkin sen, se, se täytyy olla kyse yleisestä järjestyksestä, turvallisuudesta tai puolustuksesta. Eli tässä säännökset soveltamisalaa rajoittavat näiden osalta. Tässä tehdään siis myös ero niiden kohdalla, kun on kyse sijoittajasta etäalueelta. Siinä on tiettyjä aloja, jotka ovat tässä kohteena ensinnäkin kryptologia, salaus, silloin kun kohdeyritys pitää hallussaan puolustusliittyvissä aloissa, esimerkiksi ammukset, räjähteet, sotamateriaali ylipäätään – ja sitten mitä yritykset harjoittavat tutkimuksessa tai se tuomittavat jotain muuta puolustusministeriölle ja jos toimitetaan jotain materiaalia, tuotteita tai palveluita, jotka ovat olennaisia siinä, että voidaan maan etuja ajaa yleisessä järjestyksessä, turvallisuudessa ja puolustuksessa. Siihen liittyvät energian toimittaminen, veden toimittaminen, liikenne ja kuljetus, viestintäverkkojen käyttö sähköisessä muodossa, laitosten tai muiden elintärkeiden laitosten käyttö puolustuksen tarkoituksessa ja sitten kansanterveys. Sitten sijoittajat, jotka tulevat kolmasista maista, niin ikään ne liittyvät muun muassa rahapeleihin, yksityinen turvallisuustoiminta – myrkyllisten aineiden, patogeenien tai tiettyjen juomivalmistaminen. valmistaminen. Ja sitten viestinnän tai muiden salakuuntelulaitteet. Ja totta kai, jos tarjotaan jotain turvallisuuspalveluita tietojärjestelmissä ja sitten myös tietojärjestelmän turvallisuus sinällään ja kaksikäyttötuotteet. Totta kai sitten täytyy miettiä myös menettelyä, joka on kolmivaiheinen. Ensinnäkin lupa tulee valtiovarainministeriöön omalle osastokselle, siinä voidaan lupaa etukäteen. Tai sitten voi olla niin, että investoija yritys, joka on epäileväinen siitä, onko liiketoimi laillista vai ei, niin hän voi etukäteen pyytää Ranskan viranomaisilta lausuntoa, jotta tietäisi, tulisiko hän kyseeseen vai ei. Tämä on ensimmäinen vaihe. Sitten toinen vaihe, tutkintavaihe, jonka suorittaa valtiovarainministeriön yksi pääosasto käyttäen avukseen eri ministeriöitä riippuen aiheesta. Kolmas vaihe, ilmoitus päätöksestä tietyssä ajassa liippuen, koska tiedot on saatu. Nimittäin jos päätöstä ei anneta, niin se tarkoittaa, että lupaa on annettu lähtökohtaisesti. Eli ministeri antaa vastauksen, joko liiketoimi ei tule lupaan menettelypiirin, siinä tulee sitten kirjalliset tieto, tai sitten lupa voidaan antaa yksinkertaisessa menettelyssä tai sitten tietyn ehdoin. Tai sitten se voidaan evättää, jos jokin ministeri antaa perustelut epäämiselle. Toisin sanoen, ne kysymykset, jotka liittyvät tietyihin edellytyksiin. On kyse ennen kaikkea edellytyksistä, jotta voidaan suojata sijoittajaa ja jatkuvuus teollisuustoiminnassa, kehityksessä, tutkimuksessa, tietotaidossa, tässä kohdeyrityksessä tai sitten turvallisuus ja koskemattomuus palveluiden tuottamisessa, kansanterveys ja sopimusvelvoitteet, joita yrityksillä on, joka on oston kohteena. Luvan epääminen, siinä on kahdenlaisia perusteita, että voi olla, että sijoittaja ehkä tekee rikkomuksen, kauppaa, prostituutio, rahan, rahanpesuuta, kauppaa, ihmiskauppaa, korruptiota tai vastaavaa, eli epäilyä ylipäätään investoinnin luonteesta, tai sitten edellytykset eivät täyty, jotta voidaan taata kansalliset edut varsinkin jos ajatellaan toiminnan jatkuvuutta yrityksessä. Edell todellakin tämän jälkeen tarvitaan sitoumuksia, jos edellytykset täyttyvät, ja, ja voi olla, jos tarvetta on, niin myös seuraamuksia määrätään, esimerkiksi rahoitus, tulli tai muita rangaistuksia. Ihan lyhyesti vielä sitten esittelen Ranskan viranomaisten kantaa komission ehdotukseen, nimittäin me olemme esittäneet sitä, että sellainen tehdään ja tuemmekin sitä päättäväisesti. Kiitos ajasta. Merci beaucoup. Kiitokset teille. Tässä kuulimme kolme aika erilaista lähestymistapaa investointiseurantaan. Olipa mielenkiintoista. Nyt meillä on puolisen tuntia kysymyksiä ja vastauksia varten. Muistuttaisin jäseniä sitä, että tämä on kuulemistilaisuus keskusteluaika on itse asiassa kysym- kysymysaika. Te voitte esittää kysymyksiä meidän eh, asiantuntijoillemme. Esittelijä saa ensin puheenvuoron puolitoista minuuttia ja muut saavat sitten minuutin puheenvuoroja. Edustaja Proust. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös teille arvon komission jäsen jälleen kerran siitä, että olette toimineet aktiivisesti ja olette valmiita vuoropuheluun meidän kanssamme sielläkin on kyse erittäin visaisesta aiheesta. Olisi pari, pari kysymystä komissaarille ja pari kysymystä myöskin eri asiantuntijoille. Kiitoksia siitä, että olette täällä, erityisestikin te, herra Mir. Tehän tulitte hyvin kaukaa Yhdysvaltoista saakka, jossa on hieman eriskummassa olosuhteet tällä hetkellä. Mitä teihin tulee, arvon komissaari? Te sanoitte, että on 12 maata, jotka ovat mekanismin piirissä. Onko nyt saatu jo kokemuksia siitä, kuinka tämä mekanismi toimii? eri maiden kohdalla? Onko esimerkiksi investointien määrä, ulkomaisten investointien määrä vähentynyt näissä maissa? Emme tietystikään vastusta ulkomaisia investointeja, mutta ää, äh, täytyy ulkomaisia investointeja tarkastella huolella. Tietystikin koordinointi on tarpeen, olen tässä samaa mieltä teidän analyysinne kanssa. Tehokkuus on tarpeellista eurooppalainen uutuus on kun on kyseessä. Ja lisäksi täytyy olla sellaisia pragmaattisia käytännön välineitä, jotka toimivat tehokkaasti käytössä. Mikä voi taata sen, että komissio aikoo toden teolla toimia yhteistyössä kanssa? Etukäteen täytyy kerätä paikkansa pitävää laadukasta tietoa ja lisäksi täytyy jäsenvaltioiden kesken tiedonvaihto varmistaa. Kuinka tämä voitte varmistaa? Kysymys vielä. Ja kun ihmiset ovat kuitenkin viime kädessä suorittamassa tietoa, kuinka varmistaa tietoa paikkansa pitäisyys? Herra Rijert, te puhuitte siitä, että jotkut investoijat käyttävät erittäin monimutkaisia rakenteita piilottaakseen tietoja. He haluavat piilottaa sen tiedon, kuka on lopullinen sijoittaja. Kuinka te sitten saatte selville, kuka on loppujen lopuksi sijoittaja? Ja mikäli on, ja kuinka voidaan arvioida vaikutuksia investoinnista, ei tiedetä, kuka on lopullinen, loppukädessä on sijoittaja. Herra Mirille kysymys. Mikäli sijoitukset kohdistuvat yritykseen, joka toimii jäsenvaltion alueella ja sitten Yhdysvaltain suurella puolella myöskin sijoituksia, niin kuinka tällaisiin voidaan vaikuttaa? Nyt kysyisin, onko varjoesittelijöillä kysyttävää. Edustaja Staapatti, haluatteko te esittää kysymyksen? Minä olen komission edustajan puheenvuorosta oikein samaa mieltä. Se oli hyvin tasapainoinen lähestymistapa, vastaa myös ECRn kantaa. Kaikkihan tiedämme, että Euroopan unioni tällaisena maailmalle avoimena tahona on äh, riippuvainen äh, ulkomaisista investoinneista. Samalla tiedämme, että kyse on myös strategisista peleistä ja näiltä on tietenkin suojauduttava. Yhdysvaltain kollega teki meille hyvin selväksi, miten tämä hoidetaan Yhdysvalloissa. Tämähän asia kuuluu läheisyysperiaatteen kautta Mm, paikallisille tai siis jäsenvaltioiden viranomaisille siellä paikan päällä tai ehkä myös valtioiden välisellä tasolla. Pidämme kuitenkin hyvänä mahdollisuutta tietojen vaihtoon yksittäisten jäsenvaltioiden välillä. Se olisi mielestämme hyvin tärkeää. Enkä tiedä, onko tätä jotenkin hoidettu, mutta mielestäni tämä on kyllä asia, joka pitäisi hoitaa Äh, onko jäsenvaltioilta äh, kertomuksia niiden kokemuksista niin sanotusti siis äh, siitä, mitkä investoinnit ovat kansantaloudellisesti hyödyllisiä ja mitkä pyrkivät ehkä saamaan strategista hyötyä pikemminkin ulkopuoliselle taholle. Ja todella tästä haluaisin tietää vielä lisää. Kiitoksia. Sitten Helmut Scholz, oliko kysymys? Kyllä, varjoesittelijämme ei ole paikalla, mutta ehkäpä kysymys kolmelle eh, asiantuntijallemme, joiden kokemukset eh, esitysten perusteella olivat hyvin eh, eriäviä. Eli kun ajatellaan näiden investointien laatua ja suuntausta ja niiden vaikutusta talouteen paikan päällä eli siis työpaikkoihin esimerkiksi tai ympäristönsuojeluun. Eli otetaanko tällaisetkin kriteerit kansallisella tasolla huomioon? Ovatko ne mielestänne tärkeitä kriteereitä, jotka tulisi ottaa seurannassa huomioon? Kiitokset sitten Janik Jado. Kiitos, kiitos. Keskustelut Euroopan komission jäsen. Kiinalaisella sanalaskulla aloititte ja kreikkalaisella lopetitte. Ja minulle tulee Pireuksen satama mieleen tästä. Kun sitten oikeastaan viime kädessä, kun on kyse strategisesta investoinnista kyse, niin satama liittyy tavallaan suvereniteettiin ja Kreikan toimintaa, mutta koska siellä on rahoitusvaikeuksia, niin tarvittiin investoijaa, joka sitten ottaa haltuunsa tavallaan olennaisen osan Kreikan taloudesta, eli osan Kreikan suvereniteetista, ja sitten samaan aikaan käyttänyt tätä investointielementtiä Pireuksessa silloin, kun komissio pyrki taivutella jäsenvaltioita ryhtymään kiinalaisten aurinkokennojen kohdalla polkumyyntitorjuntaan. Eli investoinneja, jotka liittyvät yhä enemmän suvereniteetti, kuin rahaa ei löydy valtion kirstusta, ja sitten kuitenkin painostetaan yhtä lailla. Yksi kysymys siis Amerikan kollegalle. Kiitos, että tänne olette tullut. Totta kai täällä on muuten turvapaikkaa toimisto ihan vieressä täällä, jos on kiinnostusta. Mitä mieltä olette, kun ajatellaan amerikkalaista politiikkaa ja tätä strategista tavoitetta ja sitten julkisten hankintojen politiikkaanne? Siinäkin on oma politiikka, joka on aika rajoittavaa. Ja siinä halutaan rajoittaa ulkomaisia investointeja. Ja komission jäsenelle kysymys. Ymmärrän toki keskustelun tilan, mutta komission varovaisuudesta olen hämmilläni, jos komissio Eurooppa tänä päivänä on iskenyt Appleen, Googleen, Verstakin voimin, niin Eurooppa siitä kantaa huolta. kun haluaa mennä pidemmälle, koordinoida vielä enemmän, jotta voidaan jäsenvaltioita ja varsinkin pienempiä suojella ulkomaisten investointien vaikutukselta? Kiitoksia sitten Kodelive Kristolt Rovold. Kiitos, voin puhua ihan lyhyesti. Suuret kiitokset kaikille, jotka esititte meille täällä ajatuksin Anne tavalla tai toisella. Kaikki eh, katsoitte kuitenkin, että täällä on turvallisuushyötyä tällä seurannalla. Mitenkä turvallisuus tässä sitten mielestäni määriteltäisiin aivan? Varmasti koko asiaan liittyy kuitenkin myös tämä taloudellinen ulottuvuus ja halusinkin tästä ehkä teiltä kuulla. Toiseksi vielä lyhyt huomio kollega Jadolle. Toisessa yhteydessä käytin hänen esimerkkiään tänään aiemmin, mutta kyllä meidän täytyy varmaan myös muistaa se, että eurooppalaiset eivät ole valmiit ottamaan tätä Pireuksen sataman riskiä. Kiitoksia ja joudun valitettavasti nyt välittömästi juoksemaan lennolleni. Kiitokset. Eh, Idma eh, eh, Rodriguez. Edustaja Rodriguez. Kiitos puheenjohtaja, kiitos oikein paljon komission jäsen esityksestänne ja kiitos kaikille puheenvuoron käyttäneille. Mielestäni tämä on oikein hyvä aloite, hyvä asiakirja. Hyvä, että asiasta puhutaan, koska kyllä Euroopan unioni tarvitsee mekanismin, joka säätelee ja valvoo ulkomaisia investointeja, jotka liittyvät turvallisuuteemme, paitsi kansalliseen turvallisuuteen, kaiken näköiseen turvallisuuteen, esimerkiksi teknologian alalla. Haluaisin esittää kysymyksen Latvian edustajalle. Te totesitte, että direktiivissä teitä huolestuttaa se, että se ei olisi paremman äh, säätelyn mukainen. Komissio tekee ehdotuksen, jossa puhutaan äh, tiiviimmästä yhteistyöstä, jäsenvaltion välisestä yhteistyöstä ja myös määrittelee tälle yhteistyölle selkeät puitteet, niin miksi vastustatte tätä yhteistyön tiivistämistä? Sitten lopuksi vielä Yhdysvaltain edustajalle kysymys. Mitenkä voidaan ennalta määritellä että täällä voi olla riski tai uhka aloilla, jotka ovat hyvin, hyvin monimutkaisia. Mitenkä tällainen riski voidaan mitata ennalta niin, että voidaan tällaisesta varasta olla varmoja? Kiitoksia, Stanrikian. Kiitos puheenjohtaja. Minulla olisi kolme kysymystä komission suuntaan. Pidin teidän sanaskustanne sekä kreikkalaisesta että kiinalaisesta ja jatkoa tälle Ettekö tekin usko, että EUn laajuinen reaktio riskeihin tulee liian myöhään ja liian vähäisessä muodossa esimerkiksi G7 maiden joukossa Yhdysvallat, Kiina ja Japani ovat jo pyr- tiukentamassa olemassa olevaa investointien seurantajärjestelmää. Kun itse katson nyt ehdotusta, vaikuttaa siltä, että tämä on tällainen kultaisen keskitien kompromissi kysymykseen kuuluu tietystikin päätös on tekemään neuvoston puolella. Ja todellinen koetinkivi tulee olemaan 2018 vuonna. Silloin neuvosto antoi hyväksyä asetus määräenemmistöäänestyksellä, kun otetaan huomioon tilanne etelässä, itässä, idässä ja Keski-Euroopassa ja myöskin tietyt koalitiot neuvoston puolelle. Ettekö te usko, että saattaa olla, että esitys vesittyy tai saattaa, että neuvosto tappaa sen jo alkutekijöihinsä. Tietystikin kyse on strategisesti tärkeistä sektoreista ja niiden määrittelemisestä. Tämä on erittäin löyhä tulkinta. Siitä huolimatta pitäisi katsoa eteenpäin ja pohtia uutta teknologiaa ja sitä, kuinka nopeasti se kehittyy mukaan luettuna keinoäly. Kiitos komission jäsenille, kiitos kaikille alustajille kolme lyhyttä kysymystä. No oikeastaan joku kollega ottikin tämän esille. Miten voidaan tehostaa tämän täytäntöönpanoa, koska komission tehtävänä on valvoa ja syynätä ylipäätään tätä toimintaa, jota harjoitetaan jäsenvaltiossa muutenkin. Ja varsinkin, ja oikeastaan tämä tuli esille myös esittelijän puheenvuorossa, miten tehdä niin, että saadaan laadukasta tietoa, jota sitten jaetaan. Nimittäin jos tämä ehdotus tähtää siihen, että voidaan yksilöä eurooppalaiset etunäkökohdan, ei se onnistu, eli me ole tarjolla laadukasta tietoa, jota sitten jaetaan. Jo tavallaan menee yli ja ohi sisäiset jakolinjat eri jäsenvaltioiden kesken, kun tiedetään, että täytyy huomioida myös se, että jos ajatellaan kokonaistodellisuutta, niin meidän täytyy tavallaan yhtenä rintamana edetä, kun suojellaan joitakin investointeja, jotka ovat ikään kuin vaarallisia meidän kannaltamme. Tai sitten jotkut jäsenvaltiot ovat aika heikkojakin ajassa omiakaan etujaan. Eli mieti vain, miten komissio voi taata tiedon laadun. Ja sitten nopeasti pari kysymystä lisää. Ensinnäkin moni otti täällä esille myös tietojen keruun ajatellen, mitä on sen jälkeen, kun menetelmä on ollut käytössä. Haluaisin tietää, onko olemassa jonkinlainen malli tiedoille ja sitten vielä yksi kysymys lopuksi. Tässä ehdotuksessa voisi ehkä olla myös se, että Kiinan kanssa voitaisiin viedä eteenpäin neuvotteluja investoinneista. Kiitoksia sitten eh, Nadia Hirsch. Kiitos. Kaksi kysymystä. Ensimmäinen kysymykseni komission jäsenelle. Tietääkseni tällä hetkellä komissiossa pohditaan tarkastellaan äh, jäsenvaltioiden malleja ja tilannetta jäsenvaltioissa. Joko teille on äh, alkanut tästä äh, tulla esiin tällainen parhaan käytännön malli, eli onko joitain jäsenvaltioita, joiden mallit, prosessit voitaisiin nähdä tällaisena parhaana käytäntönä vai vieläkö odotellaan ja milloin luulette, että vertailu saattaisi valmistua? Sitten herra Mirille Yhdysvalloista. Haluaisin kuulla teiltä, miten tämä SIFOS-komitea on pantu kokoon. Kun kyse on kansallisesta turvallisuudesta, niin onko siellä sitten eri alojen asiantuntijoita mukana? Yksi ulottuvuus on tietenkin turvallisuus, mutta kun ajatellaan vaikkapa digitaalista alaa, digitalisoimista, niin on, mm, tämähän nyt on ehdottomasti tulevaisuuden asia. Ehkä tänä päivänä asia ei, tai joku yritys vaikka, ei vielä ole mikään iso peluri, mutta ehkäpä viiden vuoden kuluttua on. Eli tässä kysyisin tosiaan, että mitä kaikkia eri aloja tässä komiteassanne on mukana edustettuna, mitkä kaikki alat otatte huomioon, tai kuinka paljon vaikkapa, otetaanko huomioon sitä, minkälaisia tutkimusvaroja sitten ohjataan ja minne, millä alalle. Kiitoksia sitten edustaja Sander. Merci, monsieur le président, madame la... Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsenet, naiset ja herrat. Minäkin haluaisin esittää kiitokseni talustajille. Todeta vain, että on kovin tärkeää, että tällainen järjestelmä saadaan aikaan. Ja nimenomaan eurooppalaisen näkökulmasta. No minä haluaisin tietoja. Haluaisin miten tietää, Onko jonkinlaisia arviointeja tehty eurooppalaisesta näkökulmasta siltä osin, mitä on eri jäsenvaltioissa jo toteutettu? Tusinan verran tällaisia on. Onko jotain suuntauksia jo hahmotettavissa tietyissä maissa, tietyillä aloilla? Tiedätkö enemmän näiden maiden strategiasta? Eli voidaanko jotain suuntauksia ruveta näkemään jotta voidaan sitten mukautua myös tekstejä. And now I will give the floor to... Kiitokset. Ja nyt talous- sosiaalikomitean eh, esittelijä edustaja Baumer saa puheenvuoron. Olkaapa hyvä. Danke für das Wort und die Möglichkeit, dass der Kiitos, että sain puhua, saan puhua täällä talous- ja sosiaalikomitean puolesta. alueiden komiteassa asia käsitellään samanaikaisesti kuin Euroopan parlamentissa. Olen erittäin kiitollinen siitä, että voin käydä tätä keskustelun kanssanne. Mekin katsoimme, että ulkomaiset suurimmista on erittäin tärkeitä kasvun, työllisyyden ja innovaatioiden kannalta on erittäin tärkeitä, myöskin työpaikkojen luomisen kannalta. Ja ylipäänsä Euroopan unionin pitäisi pitää ovensa avoimina ulkomaisille suorainvestoinneille kolmasista maista. Me, mekin näemme kuitenkin ne riskit, jotka tähän saattavat liittyä ja tarpeen ryhtyä laatimaan eurooppalaista investointien seurantajärjestelmää. Me olemme määritelleet kolme seikkaa, jotka täytyisi ottaa huomioon. Ensinnäkin se, kuka on vastuussa Euroopan jäsenvaltioita ja unionin, kun tarkastellaan, kenen tämä asia kuuluu. Sitten suotamisala, milloin ja missä tapauksessa arvioidaan ulkomaisia suoraan investointeja kolmanneksi. Miltä en tästä Microsoft tehdään sellainen, että investoinnit todellakin luovat työpaikkoja ja parantavat ihmisten hyvinvointia, eivätkä toimi päinvastoin. Ja mitä vastuukysymykseen tulee, keskustelu hieman hämmästyttänyt minua, koska minä kuvittelin, että kun puhutaan CETAista ja muista vapaakauppasopimuksista, että näiden yhteydessä käsitilanne olisi selkeytynyt. Esimerkiksi Singaporen sopimuksesta saatiin yhteisöjen tuomioistuimen päätös, jossa yksi selitteisesti todettiin, että vastuu silloin, kun on kyse investoinneista kolmansista maista käsin, jotka kohdistuvat Euroopan unioniin, ne ovat Euroopan tason asioita. Näin komission asiakirjasta, että Komissiolla on yksin oikeustoimijoissa kysymys tarkoittaa samanaikaisesti sitä, että toissijaisuusperiaatteeseen liittyvä keskustelu tai toissijaisuusperiaate ei tätä koske kansallisella tasollakin. Voidaan tehdä investointien seurantaa Ranskasta ja kuulimme, kuinka tehokkaasti siellä toimii mutta merkittävä kysymys on tietystikin yleinen turvallisuus ja julkinen järjestys. Tämä on jäsenvaltioiden kontrolle kuuluva asia. Siksi asetuksessa pitäisi tämäkin kysymys selkeästi täsmentää niin, että jäsenvaltiot voivat jatkossakin toimia aktiivisesti näissä kysymyksissä. Eurooppalainen mekanismi pitäisi myöskin saada aikaan silloin, kun on kyse kriittisistä infrastruktuureista, vesi, energia, huollosta, kun on kyse infrastruktuureista. Katsoimme, että siellä, missä sijoitukset tulevat valtioyrityksestä käsin tai hallitusta lähellä, lähellä olevista piireistä, niin silloin pitäisi tämmöinen seurantajärjestelmä ottaa käyttöön niin, että avainteknologia-alat eivät päädy kolmansien maiden käsiin ilman, että että tarkastus tai seuranta toteutuu. Ja katsomme lopuksi vielä, että tässä pitäisi olla samantyyppiset aikarajat tarkastelussa, niin kuin SEFYksillakin on käytössä aikarajat. Ja, ja tällaisista pitäisi päättää ei, hyvissä sajon jo ennalta, eikä vasta pä- pä- prosessin päätteeksi. So, that... Tuo viimeinen kommentti on kyllä erittäin hyödyllinen. Hyvä. Tässä on vähän niin kuin kaksi rinnakkaista keskustelua, yksi komission suuntaan ja toinen sitten asiantuntijoiden. Cecilia, ole hyvä. No kiitoksia ja kiitoksia mielenkiinnostanne tätä asiaa kohtaan. Niin kuin amerikkalainen ystävämme tässä totesi, niin Yhdysvalloissa asia on kehitelty jo vuosikymmenten ajan. Tämä alkoi jo 70-luvulla. Ei tätä parissa viikossa hoideta, vaan kyllä tähän menee aikaa. Jäsenvaltiolla on koordinointiryhmä, joka tulee kokoontumaan maaliskuussa keskustelemaan asiasta ensimmäistä kertaa. Samoin ulkomaista suorista investoinneista ollaan valmistelemassa tiedonantoa, joka esitellään myöhemmin tänä vuonna on ollut hiukan hankalaa saada jäsenvaltioista tietoa, joten jos kotimaissa ne voitte tehdä mitä tahansa asian ajamiseksi eteenpäin, niin auttakaa meitä. Koska luonnollisesti ennen kuin teemme yhtään mitään, meillä täytyy olla kokonaiskuva käsitysaiheesta. Ja sitten jäsenvaltioiden täytyy tosiaan tätä tietoa meille jakaa, mutta kaikki eivät ole kauhean halukkaita näin tekemään. Niillä on joitain esimerkkejä 12 maasta, joilla on lainsäädäntöä, mutta vaikuttaa siltä, että sitä ei usein ole eh, käytetty tai käytännössä sovellettu eh, pitkiin aikoihin ainakaan. Vasta ihan viime aikoina on herännyt poliittista keskustelua joissain jäsenvaltioissa asiasta. Tämä on tärkeä, mutta arkaluontoinen asia. Sitä on puhuttu neuvostossa ja neuvostossa on selkeitä jakolinjoja, eli komission ehdotus pyrkii nyt löytämään tasapainon niiden välillä, jotka eivät halua yhtään mitään, ja sitten niiden välillä, jotka taas haluavat jotain paljon kunnianhimoisempaa. Ehdotus tosiaan tehtiin loppukesästä, ja sen jälkeen kyllä aivan ilmeisesti monissa maissa – Keskustelua on virinnyt paljonkin. Olemme osallistuneet seminaareihin, erilaisiin tapahtumiin, käyneet keskusteluja, kuunnelleet. Ja keskustelu tosiaan on virinnyt eh, even, jopa niissä maissa, jotka ovat skeptisempiä, epäröivempiä. Ja kaikki varmasti ymmärrämme, että riippumatta lainsäädännöstä, niin ainakin asiasta täytyy puhua ja saada käsitys siitä, että mitä kaikkea eri maissa on eh, käynnissä. Onko liian myöhäistä ehkäpä me valmistelimme kyllä tämän äh, ihan ennätysajassa ja äh, kertomuksen tulemme esittelemään myöhemmin tänä vuonna. Mutta hyvä, että jäsenvaltiot ovat nyt käynnistäneet keskustelun, niillä on eri yhteyspisteitä ja ainakin epämuodollisesti yhteistyö voi nyt käynnistyä. Komission ehdotuksessa määrittelemme kriittisen strategisen infrastruktuurin, teknologian, äh, huoltovarmuuden. Äh, joillain mailla on laajempi määritelmä kriittisistä infrastruktuureista, ja tämäkin on tietenkin asia, joista jäsenvaltioiden tulisi käydä keskustelua. Se, mitä ne äh, milläkin tarkoittavat. Mä on tietenkin neutraali asia. Nyt olemme puhuneet maininen, mainiten joitain jäsenvaltioita, mutta Euroopan tasolla on joitain kriittisiä toimia, esimerkiksi Galileo, johon on investoitu paljon eurooppalaista rahaa ja aivan loogista on, että komissio tarkasti pitää silmällä siihen liittyviä investointeja, jos mukana on muita maita tai yrityksiä muista maista. Ja tämä katetaan kyllä ehdottamallamme oikeusperustalla täysin. Sama oikeusperustahan käytetään muun muassa kaksikäyttötuotteisiin. Ja sitten täällä kysyttiin Kiinasta. Me Kiinan kanssa olemme neuvostelleet investointisopimuksesta jo hyvin pitkäänkin ja tarkoitus on löytää yhtäläisemmät toimitus, toimintaedellytykset Kiinan kanssa. On huomattavasti helpompaa investoida Eurooppaan kuin Kiinaan. Näistä asioista keskustellaan, mutta ei tässä nyt kovin nopeasti edetä. Haluaisimme edetä toki huomattavasti nopeammin kuin kiinalaiset eh, kumppanimme mm. eh, Tästä asiasta ei ole kuitenkaan puhuttu. Paljon on vielä tehtävää. Nythän on vasta, ollaan vasta työn alkuvaiheessa ja tosiaan tärkeää on nyt saada tämä keskustelu käyntiin ja huolehtia siitä, että voimme mahdollisimman paljon tietoa saada, arvioida sitä mahdollisuuksien mukaan ja sitten palata asiaan tuon kertomuksemme pohjalta ja tietenkin neuvosto keskustelee myös, saa nähdä mihinkä tämä päätyy, mutta kyllä minä olen aika luottavainen sen suhteen, että tämä asia etenee ja kaikki ymmärtävät, että myös aikataulusta kannattaa pitää kiinni. Kiitos. Kiitoksia. Ehkäpä mennään nyt vastaukset toisessa järjestyksessä, eli Riike voi aloittaa, olkaa hyvä. Hello. Kiitos, puheenjohtaja. No niin, minulta kyseltiin säännöksen tai säädöksen koosta, jos ajatellaan tätä, niin meillä on kaksi kokoaikaista, yksi yksikön päällikkö, joka hoitaa muitakin tehtäviä. Mutta mitä kokemuksia meillä on? Ja se, että ylipäätään tällainen yksikö on olemassa, niin se on pelotevaikutus ulkomaille. Toiseksi, kuten totesinkin, todellakin menettelyn ohje on kaksi kuukautta, jotta saadaan aikaan asiakirja täydellisenä. Eli mahdollisimman paljon tietoja tarvitaan, jotta se onnistuu kahdessa kuukaudessa. Emme pelkästään luota niihin tietoihin, joita sijoittaja tarjoaa. Meillä on verkostossa paljon eri hallinnon aloja myös ulkomailla. Minä muistan, kun olin ulkomailla sijoitettuna, niin minun puoleni kääty, käännyttiin monesti tietyn sijoittajan mainetta selvitettäessä monet hallinnonalat ovat mukana, varsinkin puolustusministeriö ja muut siihen liittyvät laitokset, jotta voidaan nopeuttaa ja helpottaa tutkintaa eri luvissa. No sitten turvallisuus, yleinen järjestys. Minä mietin vähän sitä määritelmää, jonka Holden aina pornografiasta on antanut. En osaa sitä määritellä, mutta kyllä sen tunnistan, kun sen näen. Eli se kehittyy kehittymistään. Todennäköistä on, että jos 150 vuotta sitten, jos olisi ollut tällaisia määräyksiä, niin siellä olisi ehkä lehmät ja hevoset olleet mukana, mutta nyt täytyy miettiä vähän maailmaa, joka on muuttunut ja uudistunut eri aloilla varsinkin, varsinkin tekoäly esimerkiksi. Merci beaucoup. Kiitokset. Sitten Jontsen, olkaa hyvä. Thank you, I will start. Kiitoksia. Aloitan vastaamalla Rodriguezin kysymykseen. Toimintavälinen sopimus johtaa siihen, että kaikki lainsäädäntöaloitteet täytyy antaa höystettynä vaikutusarviolla. Tämä ei pidä paikkaansa. Tässä on sopimusta rikottu. Siksi sanoin, että komissio ei ole noudattanut paremman lainsäädännön aloitettaan. Tämän vuoksi neuvoston puolella järjestettiin kolme kokousta, joissa puhuttiin vain ja ainoastaan tästä, missä on vaikutusarvio. Komissio lupasi vaikutusarvion sitten kun se on mahdollista antaa. Odotamme sitä, ei täysimittaista kenties sitä, mutta kaikkein tärkeimmät tiedot pitäisi kyllä saada pikkuhiljaa. Täällä kysyttiin myöskin investoinneista toiminnasta ja siitä, kuinka ne luodaan uusia työpaikkoja ja saadaan kehitystä. Uskon, että puheenvuoron yhteydessä jo selitin, kuinka epätoivoinen ja tärkeä asia turvallisuus on meille. Investoinnit ovat kohtuullisesti lisääntyneet ja kaikki kun on kyse lämpötuotannosta, mikä ongelmia syntyy. Pientiä jäsenvaltioita rangaistaan kahteen otteeseen. Miksi me vaadimme vaikutusarvioita? Me haluaisimme tietää, mitä tapahtuu, mikäli kasvu on kolme prosenttia esimerkiksi. Niin me olemme erittäin kunnianhimoisia, haluaisimme pikemminkin viisi prosenttia. Kysymys kuuluu, miten tällainen tulee vaikuttamaan. Tietystikin turvallisuus on tärkein asia, totta kai, mutta meidän täytyy tietää, mikä tilanne on, eikä pidä hukata mahdollisuuksia houkutella investointeja. Thanks a lot and Mr. Mir. Kiitokset ja sitten herra Mir. Kiitos. Täällä esitettiin koko joku kysymyksiä siitä, miten määrittelemme kansallisen turvallisuuden ja miten arvioimme, toteutetaan kansallista turvallisuutta. Ei ole määritelty säännöissämme. Näin ollen voimme toimia joustavasti ja sopeutua aikojen muuttuessa ja puuttuvia kohtia havaittaessa. Esimerkiksi nyt vaikkapa televiestintäinfrastruktuuri on noussut esiin, tai sellainen infrastruktuuri, jonka tuhaminen tai vaarantuminen saattaisi jopa aiheuttaa ihmishenkien tai menetyksiä tai ihmisten turvallisuuden häirintymistä tämä. Ja sitten taas kaikki arkaluontoiset tiedot, joiden vaarantuminen saattaisi liittyä kansalliseen turvallisuuteen, esimerkiksi sotilashenkilöitä ja niin edelleen. Eli tässä olemme hyvin joustavia, mutta me emme todellakaan katso siis yksinomaan taloudellista etua Yhdysvalloille tai jollekin tietylle alueelle tai alalle. Yritykset itse arvioivat, onko transaktio niiden kaupallisen edun mukaista vai ei, ja me kyllä tätä sitten kunnioitamme huomioitamme. Kun arvioidaan transaktioita liittyen sen tai se, kun niitä arvioidaan sen pohjalta, liittyvätkö ne kansalliseen turvallisuuteen, niin tämä transaktiosta on tullut hyvin monimutkaisia, koska niiden rakenne on monimutkainen ja myös siitä syystä, että 20-30 vuotta sitten vielä sen, tällainen arkaluontoinen teknologia itse asiassa kehitettiin sotilaallisen rahoituksen pohjalta, mutta nyt teknologia, joka tulee olemaan sotilaisesti merkittävää ja joka tulee tarjoamaan mm, sotilaallista kykyä tai kapasiteettia, on samaa teknologiaa, joka teollisuudessa on innovaatioiden moottorina, joten siksi on vaikeampi arvioida sitä, mitkä teknologiat tai mitkä kapasiteetit liittyvät kansalliseen turvallisuuteen. Me pyrimme näin saamaan käyttöömme hallituksen kaiken asiantuntijuuden, joten komiteassamme on valtiovarainministeriö, jolla tietenkin on asiantuntemusta vaikkapa terrorismin rahoituksessa, rahanjäljittämisessä, rahanpesussa tai rahoitusjärjestelmän haavoittuvuuden suhteen. Sitten puolustusministeriö, jolla on insinöörejä eri aloilta. Sitten energia ministeriö, jolla on asiantuntemusta paitsi energiainfrastruktuurialalla myös esimerkiksi ydin turvallisuusalalla tai vaikka puolijohdannaisten alalla. Ja sitten meillä on lukuisia insinöörejä, jotka tulevat teknologian eri aloilta, e, esimerkiksi kauppa viranomaiset ovat mukana sen varmistamiseksi, että kun näitä transaktioita tarkastellaan, voidaan luonnollisesti aina löytää tämä kansallisen turvallisuuden ulottuvuus. Mm, joten pyrimme todella kattamaan koko sen asiantuntemuksen, joka meidän hallituksellamme on. Ja kaikki eri virastot ovat mukana tässä prosessissa kyllä. Ja, ja maat tietenkin itse sitten päättävät, kuinka syvään luotavasti tarkastelevat yksittäisiä transaktioita. Itse olemme päättäneet Yhdysvalloissa kun tehdään vaikkapa, tai katsotaan vaikkapa merkittäviä omistusmuutoksia yhdysvaltalaisissa suurissa yrityksissä, niin näitä tarkastelemme hyvin tiukasti. Aika on vain 75 päivää hallituksella tähän tarkasteluun, investointitarkasteluun, eli kiirettä pitää, mutta tätä kautta sitten voidaan osapuolille tarjota varmuus siitä, että transaktio ei viivy liikaa tarkastelun vuoksi. Luonnollisesti tarkastelemme transaktioita niin rajojemme sisällä kuin niiden ulkopuolellakin ja katsomme, että miten voitaisiin luoda yhteistä turvallisuutta ja löytää tietenkin myös vaaroja, jotka ehkä kuuluvat sinänsä meidän soveltamisellamme ulkopuolelle, mutta me pyrimme suojelemaan omia äh, äh, äh, Kapasiteettia me Yhdysvalloissa ja tietenkin monet eurooppalaiset äh, strategiset kohteet voivat olla yhtä lailla tärkeitä meille ja me tunnustamme tämän äh, tosiasian. Ja kun ajatellaan näitä äh, tiettyjä transaktioita, jotka toteutetaan maissa, joilla on vastaava prosessi kuin meillä, että voimme luottaa niiden prosesseihin, niiden tarkasteluihin edun suojelemiseksi, niin sitten luonnollisesti luotamme kumppanimaidemme toimintaan tosi. Kiitos paljon. No niin, kiitos teille. Eli näin saimme ison kuvan eri lähestymistavoista. Ja nyt mennään sitten seuraavaan paneeliin. Tarkastellaan investointien tarkastelua, valvontaa käytännössä. Meillä on jälleen asiantuntijoita vieraanamme. He saavat kukin viideksi minuutiksi puheenvuoron. OECDn kohdalla teen poikkeuksen, koska heillä on täällä kaksi edustajaa paikalla. Saatte kahdeksan minuuttia yhteensä. OECD on toteuttanut mielenkiintoisen tutkimuksen vertailevan tutkimuksen äh, täältä alalta investointien seurannasta. Frederik Vele ja Joachim Paul. Kumpi haluaa aloittaa? No kiitos puheenjohtaja kutsusta OECDlle osallistua keskusteluun. Hauska olla täällä. Euroopan unioni on ja OECDkin sitoutunut avoimeen investointiilmastoon, eli jäsenvaltiot tunnustavat. Meitähän on 35 OECDssä, mukaan lukien kaikki EU-jäsenvaltiot OECDn jäseninä että todellakin on maiden edun mukaista harjoittaa avointa investointipolitiikkaa. Ulkomaiset suorat investoinnit tai investoinnit ylipäätään ovat keino saada talouskasvua, vahvistaa hyvinvointia ja luoda työpaikkoja. Mutta Yhtä lailla OECD tunnustaa myös sen, että jäsenvaltioilla on oikeus suojautua, kun on kyse kansallisesta turvallisuudesta, yleisestä järjestyksestä, yleisestä edusta, jos ulkomainen investointi on tarjolla. Maat voivat siis tarkastella ja rajoittaakin turvallisuuteen perustuvilla ajatuksilla ulkomisia investointeja. Tämä on OECD tärkeimpiä periaatteita ollut ja, ja kuten Saksan edustajakin on todennut tämän, että tämä pitäisi tapahtua tiettyjen periaatteiden pohjalta, läpinäkyvyys, ennustettavuus, oikeasuhtaisuus ja vastuunkanto. OECD-välineiden pohjalta OECD ja sihteeristömme investointiosastolla jatkuvasti käy läpi politiikan kehittymistä. Ja kuten totesitte pohjoittaja, me julkaisimme puolitoista vuotta sitten raportin, jossa käydään läpi ei pelkästään politiikan kehittymistä tällä alalla, 35 OECD-maassa, vaan menemme pidemmällekin. Meillä on foorum, jossa on yli 55 maata, kuten Kiina muun muassa, Indonesiakin, kuten paljon muitakin maita. Ja siellä kes- keskustellaan kehityskuluista. No en käy läpi tärkeimpiä löydöksiä tässä selvityksessä, koska Joachim, kollegani, ehkä sitä esittelee paremmin. Mutta julkaisemamme raportti ehkä vastaa joihin kysymyksiin, joita täälläkin on tullut esille ensimmäisessä paneelissa. Mutta sen verran haluaisin sanoa, että me olemme huomanneet, että yhä enemmän on tullut turvallisuuteen perustuvia seurantamekanismeja. OECD-jäsenvaltioiden joukossa puolessa on tällaisia mekanismeja. Ja ehkä tässä mielenkiintoista on. Mekanismit on luotu tai niitä on vahvistettu viimeisen vuosikymmenen aikana. Ihan hiljattain kuultiin tässä Latviasta. Saksakin on uudistanut pari kuukautta sitten järjestelmänsä. Muut maat miettivät puolestaan, tarvittaisiinko mekanismi tai sitten vahvistaa jo olemassa olevia, kuten Alankomaissa muun muassa tai yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tämä merkitsee sitä, että totta kai keskustelu on vilkasta turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Ja mekin voimme osallistua poliittiseen keskusteluun ja kertoa, mitä mielenkiintoista löytyy meidän selvityksessämme. Kiitoksia kohteleista sanoista työllä Me olemme tehneet monenlaisia koehankkeita. Jos joku on kiinnostunut tuolta, löytyy uloskäynnin puolelta niitä. No sitten tärkeimmät löydökset. Me kävimme läpi noin 60 maata ja näistä maista kolmannessa on jonkinlaista politiikkaa, joilla pyritään miettimään turvallisuusriskiä, joka aiheutuisi ulkoisista sivonneista. No, täällä on 20 erilaista lähestymistapaa näissä maissa, eli jo hyvin kirjavaa. Ei ole mitään yhdenlaista politiikkaa, jota noudatetaan. Euroopan unioni ja sen valtiot, komissio ovat tässä aika hyvässä jamassa, koska jos ajatellaan kreikkalaista ja kiinalaista sanalaskua, niin puita löytyy, jos jonkinlaisia naapurimaista, ja voi sitten katsoa, mikä toimii parhaiten. No, jäsentele vähän tätä kirjavuutta. Tätä voidaan oikeastaan yksinkertaista kolmeen ryhmään. On maita, joissa ei ole yhtikäs mitään, ja sitten maita, joissa on tavallaan toinen ääri, vaihtoehtoja, kuten on tämä hyvin vakavasti. Tässä on kuultu hyviä esimerkkejä tänäänkin. Ja sitten siinä välissä on maita, monta eurooppalaistakin maata muuten, jotka voivat estää tietyt investoinnit. Mutta kahden ääripään välissä sitten erona on budjetti, järjestelmän luonne ja totta kai sitten valmiudet. No budjetti. Yhdysvalloissa Tiedäksemme käytetään miljoonia vuosittain sifiusmekanismiin Ja sitten tuhansia käytetään puolestaan jossakin isossa jäsenvaltiossa unionissa. Eli tässä on tuhat kertaa ero siis, jos ajatellaan jotain isoa maata täällä ja sitten USA. Joitakin maita on, jotka käyttävät myös tiedusteluyhteisöä hyväkseen ja todellakin aktiivisesti hakeutuvat muiden pakeille, muun muassa tiedusteluyhteisön parin. Erityisesti tässä ääripäätin välissä on näitä maita. Eli näiden mallien valmiudet joko pyrkivät selvittämään etukäteen, ehkä Yhdysvalloissa tehdään näin, siihen on käytetty siis miljoonia. Kun sitten on mekanismeja, joita olemme huomanneet olevan, niin pyrkivät ennaltaehkäisemään paremminkin että ehkä ongelma on tai ei ole olemassa, mutta epätodennäköistä on, ettei enää sitten törmätä sellaisen, jota ei ole ollut. Ei ole kyse siitä, harjoittaako politiikkaa vai ei, vaan minkälaista. No mikä sitten on hyvä politiikkaa? Tällaista täällä tiedusteltiin. Oikeusvaltioperiaate edellyttäisin, että on ennustettavia sääntöjä, jos ei ole ongelmaa. Eli tämä oikeastaan olisi sen puolesta on sääntöjä, jotta hallitus tai kim instituutio sanoo, että ei käy, silloin jos on ennustettavat säännöt. No sitten seuraavaksi voi kysyä, haluaako panna miljoonia vai satoja tuhansia? Eli haluaako sellaisia valmiuksia, että voi myös havaita ne me emme oikeastaan tiedä, ikävä kyllä, tuskin kukaan tietää. Jos ajatellaan tärkeimpiä indikaattoreita vastataksemme tähän kysymykseen, niin emme niistä tiedä riittävästi, ehkä emmekään voikaan tietää. Ensimmäinen kysymys. Voidaanko näillä vaaroja torjua? En tiedä, tietääkö kukaan, ehkä amerikkalaiset, mutta ei sitäkään tietoja löydy. Entä sitten, mitä mahdollisia sivuvaaroja pystyttiin estämään. Jos ajatellaan mekanismin tehoa, niin tietoa löytyy kovin vähän. No sitten toinen kysymys, jota monet puntaroivat. Kuinka paljon tässä on hävinnyt investointia sen takia, että mekanismi on ollut käytössä? Tästä voi vain arvailla. Me tiedämme, että on joitakin kieltoja asetettu kaikissakin maissa, jossa sääntöjä on. Tiedämme, on joitakin viipeitä, mikä maksaa. Ja voidaan olla tietenkin ajatella, että tällä aika vähän pelotellaan, ehkä lukumatta joitakin alueita, koska todellisia kieltoja on niin vähän. Ja totta kai joustua on vähän, jos haluaa ostaa saksalaisen robottivalmistajan, niin se onnistuu vain Saksassa. Eli totta kai markkinoiden luonnekin vaikuttaa. Eli me tekisimme sellaisen johtopäätöksen, että täytyy päättää, minkälaisia valmennuksia haluaa, kuinka paljon rahaa panna. Sitten voi valita jonkin 20 mallista. Uh, Suuret kiitokset, kun ajatellaan EUn budjettia, niin se voikin olla sitten vähän vaikeampi juttu. Sitten Konsaatsekaan, joka on eh, Euroopan investointipankin eh, johtaja. Olkaa hyvä. Kiitoksia Kiitos paljon kutsusta tulla kokoukseenne kertomaan Euroopan investointipankin näkökulmasta tästä erittäin tärkeästä aiheesta. Haluaisin aluksi esittää yleisemmän huomion. Ulkomaiset investoinnit EU:ssa ovat kaiken kaikkiaan myönteinen elementti. Tämä osoittaa, että EUn talouteen luotetaan ja uskotaan. Tämä se syy, miksi näitä mitataan niin paljon. Haluamme tietää, miten hyvin onnistumme houkuttelemaan ulkomaisia suorinvestointeja EIPissä. Olemme ylpeitä siitä, että kolmas osa EPn obligaatioista on muiden kuin EUn sijoittajien käsissä. Katsomme, että tämä on merkki luottamuksen osoitus, joka kohdistuu EUn talouteen. Ja samalla sitoudutaan EUn talouden kehittämiseen. Tämä ei kuitenkaan ole se keskustelun aihe tänään varsinaisesti. Haluaisin painottaa sitä, että EUn pankki EIP, jonka jäsenvaltiot omistajat äh, rahoittaa investointeja aineellisiin ja aineettomiin sijoituksiin, joilla edistetään työpaikkojen luomista. eu standardit ja prioriteetit halutaan saada heijastamaan kaikkiin hankkeisiin, ja kaikki hankkeet ovat erittäin tiukan due diligence-menettelyn naisia, ei pelkästään sen kun on kyse talousista ja rahoitusstandardeista, mutta myöskin ympäristö-, sosiaali- ja hallintostandardeita otetaan täysin huomioon, ja myöskin se, millä tavalla EUn poliittisia tavoitteita viedään eteenpäin näillä hankkeilla. Hallintoa koskevat tarkastukset pitävät sisällään myöskin omistajuusrakenteiden tarkistamisen silloin, kun on kyse hankkeen toteuttajasta. Haluan varmistaa, että riskejä ei riity vilpillisyyteen, korruptioon tai rahanpesuun liittyen. Komissiolla on käytössään niin sanottu artikla 19 menettely. Tämä tarkoittaa sitä, että joka ikinen hanke, jotta EIPn johtokunta harkitsee, joka ikisen hanke täytyy saada komission suostumus kauppapääosastolta. Lisäksi komissio on edustettuna jäsenvaltioiden ohella tietystikin ECFINissä ja ulkosuhdehallinnossa tietystikin olemme hyvin pitkälti EUn politiikan kanssa sopusuhtaisesti toimiva laitos. Lisäksi meillä on asetus, ehdotus ja tarve saada aikaan tasapaino avoimuuden ja toisaalta tärkeiden EUn jäsenvaltion intressien suojelun välillä, kun on kyse ulkomaista suorainvestoinnista niillä alueilla, jotka komissio mainitsi, kuten kriittiset infrastruktuurit ja kriittinen, kriittisesti tärkeä teknologia ovat tietystikin niitä alueita, joilla EIP tukee investointihankkeita. Euroopan investointisuunnitelma, sielläkin investoinnit ovat erittäin, tai innovaatiot erittäin tärkeä tavoite. Me teemme työtä komission neuvoston kanssa sen osalta, kuinka aiotaan luoda tällainen seurantajärjestelmä, jotta ymmärtäisimme myöskin, kuinka tätä voidaan käytännössä soveltaa. Seurannasta ei saa tulla kuitenkaan liian monimutkaista. Prosessi ei saa liian monimutkainen, koska on kilpailukyvyn kannalta on tärkeää, että oikeusvarmuus säilyy, sijoittajien varmuus toimia. Ja haluamme välttää turhia viiveitä myöskin silloin, kun hyväksytään suunnitelmia. Ja kun Junckerin suunnitelma julkaistiin osana, sitä oli poistaa esteitä investointien tiellä, tieltä, mikä otetaan käyttöön otetaan käyttöön EU-tason seuranta ja koordinointia, täytyy varmistaa, että mitään odottamattomia kielteisiä seuraamuksia ei tästä koidu, taikka uusia ei-toivottuja esteitä synny investointien tielle. Kun esteistä puhutaan, täytyy muistaa ne esteet, joihin EUn yritykset törmäävät silloin, kun yrittävät sijoittaa itse ulkomaille. Me teemme läheisesti yhteistyötä komission ja kanssa taloudellisen diplomatian kehittämiseksi ja katsomme, kuinka voimme tukea sitä, että EUn yritykset pääsevät enemmän maailmaan, paremmin maailman mukaan ottana pk-yritykset niin, että kunnioitetaan VTOn sääntöjä. Nähdäkseni tämä on tämän tarinan toinen puoli kolikon toinen puoli, EUn talouden avoimuus, täytyy saada toteutumaan vastavuoroisesti myöskin kumppaneiden suunnalla. Lopuksi vielä viimeinen huomio. Tämä ei liity niinkään tähän seurantamenettelyyn, vaan siihen, että halutaan varmistaa se, että kaikki ra- rahoitustuotteet ovat käytössä, joita tarvitaan startupien sektorien tukemiseksi. Meillä on hyviä rahoitusvälineitä innovatiivisia startup-yrityksiä varten, mutta mutta näin ei tapahdu. Sitten enää tukea ei välttämättä enää saa sitten, kun on kyse kasvuyrityksestä, eikä enää startup-yritykset. Saattaa, että yritys sitten siirtyykin Yhdysvaltoihin tai Kiinaan. Yksinkertaisesti yksinkertaistettuna sanotaan, että silloin kun on sadonkorjun aika, Eurooppa ei ole aina paikalla satoa korjaamassa ja innovaatiot ja keksinyt eivät sitten pysy Euroopassa. Ja tästä saattaa joutua sellaisen ansaan, että EU ei pysty hyötymään kaikkien nuorimpien teknologian yritysten hedelmistä sitten, kun ne alkavat kasvaa ja tuottaa tulosta. Ne voi yritykset saada parempia investointeja siirtymällä muualle. Mutta Tästä on monia esimerkkejä. Esimerkiksi saksalainen kuka robotiikka yritys on tästä vain yksi esimerkki. Uskon, että paljon työtä täytyy tehdä kasvupääoman kehittämiseksi ja EIP-konserni yhdessä EIFn kanssa tekee yhteistyötä varmistaakseen sen, että kaikki nämä porsanreijät saadaan tilkittyä ja puutteet saadaan korjattua. Ja samoin olemme keskittyneet myöskin pääomamarkkinaunioni keskusteluissa. Kiitoksia. Kyllä myös kotimaiset investoinnit ovat tärkeitä. Sitten Hudson instituutin edustaja Jonas Palilio Plesner. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, kiitos valiokunnalle kutsusta Pahoittelen nyt jo etukäteen tulkeille. Minä vähän vilustuin tuossa lennolla. Ääneni on aika tukkoinen varmaan, mutta toivottavasti kuulette kuitenkin ja pystytte vielä tulkkaamaan. Kun ajatellaan kiinalaisia äh, investointeja EU-ssa, olen niitä seurannut jo aika pitkään ammatillisesti, 2010-2013 äh, tein jo työtä tällä alalla. 2011 valmistelin kertomuksen tästä asiasta. Ja katson, että katson jo aiemmin 2011 lokakuussa itse asiassa, kun olin niitä valiokunnassa että EUn olisi hyvä tarkastella ulkomaisten investointien tilannetta ja seurantaa. No nyt on vuosi 2018, toivottavasti nyt sitten mitä pikimmin saatte tämän asian pakettiin. Olen Junckerin kanssa samaa mieltä siitä, ettei tule olla naivi, jos vaikkapa energiainfrastruktuuria tai sataman tai vastaava ulkomainen investoija haluaa ostaa tai siihen investoida, niin tätä tulisi kyllä tarkastella. Muun muassa kiinalaisten investointia tulee toki toivottaa tervetulleeksi. Ne ovat lisääntyneet huomattavasti, mutta niihin täytyy tietenkin tarkastella. 77 prosentin vauhtia ovat kiinalaiset investoinnit kasvaneet vuodesta 2016 ennen kaikkea tuotantoteollisuuteen, palvelu alan. Kiinahan on tehnyt tämän Made in China suunnitelman vuoteen 2025 asti. Kyse on erityisesti tuotantotalouden alasta kiinalaisista investoinneista sille. Nyt investointi ja tehdään myös äh, tosiaan muihin maihin ja kun nämä investoinnit tulevat äh, ei-liittolaismaalta, niin ne voivat tuoda mukanaan riskejä ja niitä tulee tarkastella ja seurata. Samoin kun yrityksiä ostetaan tai ne sulautuvat toisiinsa, katson, että Äh, Euroopan unioni, äh, niin kuin on osoittunut, äh, ei voi jatkossa olla riippuvainen esimerkiksi Venäjän kaasusta. Kyse on hyvin strategisalasta. Ja kun ajatellaan sitten ulkomaisten investointien seurantaa Euroopan unionissa, miten tätä perustellaan? Minun mielestäni tässä ei olla vain varovaisia. Tämä ei ole protektionistista Äh, lainkaan, vaan EU toimii kansainvälisten standardien pohjalta. G7-maillahan useimmilla on jo tällainen äh, sijoitusseuranta, Ei tätä voi nähdä protektionistisena. Itse asiassa Euroopan unioni tulee myöhässä. Yhdysvalloilla, Kanadalla, Japanilla on äh, investointiseurantajärjestelmänsä. Itse Kiinallakin tällainen on. No Hudson instituutissa yhdysvaltalaisessa ajatushautamassa työskentelen tosiaan nyt ja olen seurannut siis myös Yhdysvaltain tilannetta. Ramir tässä jo selitti meille, miten SIFIS toimii ja kertoi tästä turvallisuusnäkökulmasta. Ja Euroopan unionin tulisi mielestäni ottaa oppia Eh, sivisin toiminnasta ja luoda tällainen taho, joka eh, tarkastelisi investointia turvallisuuden kannalta. Nyt kyse on Euroopan unionin jäsenvaltio tasasta ja kun Euroopan unioni on tulossa mukaan tällaiseen eh, seurataan aika myöhässä, niin luonnollisesti sen tulee seurata korkeampia mahdollisia kansainvälisiä standardeja investointiseurannassa. Jotkut kysyvät, että ollaanko tässä liian myöhään liikkeellä. No, hyvä, että ollaan liikkeellä ylipäätään. Ja kun katsotaan sitten, miten tämä voisi vahvistaa transatlanttista investointikoordinaatiota, ajatellaan Yhdysvaltain toimia, jos vaikkapa saksalainen yritys Kuka eh, teki eh, investointeja Yhdysvalloissa kyse oli toimesta, jonka Sivius sitten tarkasti. Sitten kiinalaiset yritykset, jotka samoin ovat tehneet näitä investointeja ja Sivius on tarkastellut niitä myös Obaman kaudella. Ne ovat kuuluneet siis sen toimivaltaan. Näin ollen Washingtonissa tosiaan ollaan asiaan puututtu entistä tiiviimmin. No jäsenvaltioista Euroopan unionissa vain 12 on tällainen järjestelmä. Yhdysvalloissa jopa on julkisesti mainittu huoli siitä, että eh, kiinalaiset saavat eh, liikaa Euroopassa, kun investoivat muun muassa tällaisiin avainsektoreihin strategisesti tärkeisiin sektoreihin ja että Euroopan unionin tulisi turvautua transatlanttiseen yhteistyöhön tällä alalla. Itse asiassa tässä on laajempikin kysymys EU-Kiina kauppasuhteet ja vastavuoroisuus. Halusin hiukan puhua siitäkin, mutta tosiaan mm, investointien seuranta on yksi pieni osa tätä laajempaa kuviota, joka liittyy vastavuoroisuuteen. Mahdollisesti tämä päätyy myös sitten investointisopimukseksi jonain päivänä, mutta nyt päätän puheenvuoroni tähän. Kiitoksia. Kiitoksia. Nyt minulla on täällä kaksi kahdet tutut kasvot, työmarkkinaosapuolten edustajat Euroopan unionista. Ensin edustaja Santos, joka edustaa Business Europea. Saatte ensin puheenvuoro, olkaapa hyvä. Kiitos. Puheenjohtaja, hyvää iltapäivää. Ehkä aluksi toteaisin, että Business Europe on vielä viilaamassa lopullista kantaansa komission ehdotuksen ulkomaisten sijoitusten seurannasta, mutta esitän jotakin ajatuksia, ehkäpä myös joitakin kysymyksiä, joitakin näkökohtia, jotka riippuvat sitten lopputulemasta. Voi olla, että niillä on aika kielteistä tai vähemmän myönteistä vaikutusta. Ensinnäkin ehdotusta ei pidä nähdä verillä muusta. Kun puhutaan investoinnista, kuten EIP mainitsi jo Junckerin suunnitelmaakin, on tärkeää, että meillä on kokonaisnäkemys investointipolitiikasta EU-ssa ennen kuin ruvetaan vain hyväksymään toimenpiteitä yhdellä tai toisella alalla. Ehkäpä tästä syystä vaikutusten arviointi ennen ehdotuksen tekemistä olisi ollut hyödyllinen. Ymmärtäisiin kytkökset eri ehdotusten välillä. Se ei ensinnä. No sitten muut ovat jo todenneetkin, että meidänkin se täytyy jälleen kerran toistaa, että me haluamme, että Eurooppa säilyy avoimena investoinneille. Se on tärkeää myös nyt näinä aikoina, kun investointikilpailu kiristyy. Meillä on yhä enemmän maita, jotka harjoittavat hyvin aggressiivista politiikkaa, jotta voidaan houkutella ulkomaisia investointeja usein erilaisiin välinein, mukaan lukien verotus, USA verouudistus on varmasti houkuttelemassa uusia investointeja. Ei pidä unohtaa tätäkään kulmaa. Eli ei pidä tätä nähdä niin, että olemme sulkemassa ovemme ja ikkunamme. Minä en haluaisin ottaa sillä vain yhtä maata, Kiina esimerkiksi, vaikka selvää tietenkin on, että ei pelkästään Kiinan kohdalla, vaan muidenkin kohdalla. Me itä pidetään, ja varsinkin tästä jokainen on samaa mieltä, aika avoimena markkinana ulkomaisia investointeja ajatellen, ja näin se on. Onko seuranta sitten muuttamassa tässä painotusta? Me tiedämme, että joka tapauksessa rajoituksia on olemassa soveltamisalaan. Miten pitkällä voi mennä ylipäätään? Ensinnäkin täytyy miettiä kansallista toimivaltaa, toissijaisuusperiaatetta, sitten täytyy myös noudattaa kansainvälisiä sitoumuksiamme eri aloilla OECDkin, kuten todettiin, tai VTOssa. Eli meidän täytyy tajuta tarkalleen, mitä me ajamme tällä ehdotuksella. Parata meidän mahdollisuuksiamme markkinoille, lisätä tietoa siitä, mitä Euroopassa tapahtuu. Ja tässä ihan varmasti on vielä tekemistä. Meillä on erilaisia järjestelmiä olemassa, kuten moni on todennut. Alle puolessa on seurantamenetelmä, lopulla ei ole mitään. Muuttako erotus juurikaan tilannetta? Saammeko parempaa tietoa sen myötä? Ja mitä ylipäätään tapahtuu ulkomaisissa sijoituksissa? No, nythän järjestelmä on vapaaehtoinen sikäli, että ei siinä voi pakottaa maita tarjoamaan tietoa. Ja se nyt on hyvä tajuta. Ei nykyisellä voida myöskään pakottaa maita omaksumaan järjestelmä, jos sellaista ole. No sitten tiedosta puheen ollen ja minkä tasoista tietoa edellytettäisiin mailta, niin ehkä ensinnäkin on tärkeää huomata, että selvästi yksilöidään, minkälaisia tietoja on tarjottava, miten sitten punnitaan sitä, jos joillakin on seuranta ja ehkä enemmän tietoa sieltä saada, jos ei ole mitään, ja sitten on ehkä kai periaatteessa vähemmän tietoa tarjolla. Tiedosta puheen ollen totta kai yrityksillä on erittäin tärkeää, että me takaamme myös luottamuksellisuuden. Me tiedämme, että monissa tapauksissa tässä on kovaa kilpailua käynnissä, kuten tiedämme, ei pelkästään ulkopuolelta, vaan Euroopassakin Nimittäin jos liiketoimien tieto leviää kilpailijoille, niin totta kai voi olla, että koko liiketoiminta vaarantuu. Siksi on tärkeää, että me takaamme luottamuksellisuuden kaikessa tiedossa, jota annetaan. Tämä on tärkeää. Miten sitten varmistaa se, että järjestelmä toimii, siis sikäli, että se on vaikuttava, mutta samalla tarjoaa myös hyvän oikeudellisen kehyksen, joka on ennustettavaa. Se on tärkeä yrityksellä. Siksi on ehkä hyvä miettiä vielä joitakin käsitteitä, joita yrityksessä on mukana. Me haluamme nimittäin varmistaa, että kun ruvetaan tulkitsemaan perustaa tietojen keruulle ja sitten seurannallekin on yhdenmukaiset Euroopan unionissa. Tässä joitakin alustavia kommentteja. Last least, Lina. Kiitos viimeisen, mutta ei vähäisimpänä. Puhuu Liina Kari, joka edustaa Euroopan ammatillista yhtenäisjärjestöä. Kiitoksia. EAYssä olemme hyvin pitkälti samalla linjalla kuin Business Europe. Meillä ei virallista kantaa asiaan vielä. Tähän komission ehdotukseen meillä ei vielä virallista kantaa. Pitämme kuitenkin tätä keskustelua tämän tervetulleena. Keskustelussa puhutaan ulkomaisten suurinvestointien seurannasta ja siitä vaikutuksesta, jota näillä investoinneilla saattaa olla EUn intresseihin. Syvällinen analyysi on todellakin tarpeen ja se on määrä suorittaa vielä tämän vuoden aikana. Emme katso, että ulkomaisten suorinvestointien seuranta sinänsä on tässä pääasia, vaan olen pitkään peräänkuluttaneet sitä, että kehitettäisiin EUn teollisuuspolitiikkaa. Meille, meidän kannatamme tämä investointiseuranta seurantaisi osa tätä teollisuuspolitiikkaa. Pidämme erittäin hyvänä Euroopan parlamentin päätöslauselmaa, joka annettiin 5. heinäkuuta 2017. Siinä puhuttiin kunnianhimoisesta EUn teollisesta strategiasta ja strategisista prioriteeteista kasvun, työllisyyden ja innovaatioiden edistäjänä Euroopassa. Tässä yhteydessä me tuemme parlamentin vaatimusta, että komissio varsinkin naisten johtajuutta ja edistäisi ja torjuisi eriarvoisuutta, kun on kyse palkoista ja työpaikoista. 28. heinäkuuta lähetyssä kirjeessä, jonka oli kirjoittanut lukuiset jäsenvaltiot ja osoittivat sen komissiolle, Tuossa kirjassakin on monia myönteisiä seikkoja, esimerkiksi kun on kyse EUn sisäisistä hankinnoista, mikäli EUn alueella asuva sijoittaja ei voi, voi osoittaa liikeoston, yritysoston lisäksi minkään muun tyyppistä toimintaa, silloin voidaan puuttua tilanteeseen. Joissakin se valtiossa on jo seurantamenettely. Tietystikin menettelyssä pidetään silmällä näitä kansallisia etuja. Katsomme kuitenkin, että on tarvetta varmistaa johdonmukaisuus eri lähestymistapojen välille ja myöskin eri komission palveluiden välille pitäisi saada johdonmukaista ajattelua. Se olisi äärimmäisen tärkeää. Pidämme erittäin tervetulleena myöskin sitä, mitä komissaari Malmström sanoi, kun hän totesi, että nyt halutaan luoda tasavertaiset kilpailuolosuhteet kolmansille maille – kun on kyse investointiolosuhteista ja edellytyksistä. Tämä on erittäin tärkeää. Niin ikään olin sinne vaatimassa vastavuoroisuutta. Siitä puhuttiin jo lyhyesti. Toisaalta pyydämme, että työmarkkinaosapuolet ovat mukana, Euroopan tason työmarkkinaosapuolet ovat mukana tässä koordinointiryhmässä, jota ehdotetaan Tiranassa puhutaan ulkomaisista yrityksistä, jotka ovat erityisen mielenkiintoisia seurantaprosessin kannalta. Näiden seuranta on tärkeää. Toiminta kaikki kiinaiset sijoittajat otetaan seurantaan huol- riippumatta siitä, millainen suhde näillä yrityksillä on maan hallitukseen. EAY on pari vuotta sitten tilannut tutkimuksen joka liittyy Kiinan investointipolitiikkaan Euroopassa ja sen seuraamuksiin työntekijöiden kannalta. Yksi seuraamus, seuraamus on se, se, mitä tapahtuu Pireuksen satamassa ja mitä tapahtui siellä työolosuhteille ja työehtoneuvotteluille ja työpaikkojen määrälle. Työpaikka, työpaikkoja leikattiin kiinnosten investointien myötä. Voisimme kiinnittää huomiota myöskin siihen, että Kiinassa esimerkiksi investointipäätökset tehdään erittäin korkealla tasolla. Tämä investointisuunnitelma kirjoittaa myöskin Kiinan tärkeimpien tavoitteiden joukkoon. Ja kun puhutaan investointien seurannasta, turvallisuus ja yleinen järjestys, kun olet kyseessä, meitä kiinnostaisi hieman enemmän saada tietoa näiden asioiden määritelmistä ja soittamisalasta. Uskomme, että kestävän kehityksen kysymykset, että työnormit ja oikeudet pitäisi myöskin ottaa huomioon. Katsomme, että työpaikkojen luominen tai työpaikkojen väheneminen ja myös työpaikkojen laadun heikkeneminen täytyy myöskin ottaa mukaan seurantaprosessiin ja työehtoneuvotteluihin tulee, niiden merkitys täytyy tunnustaa ja niitä täytyy tukea Euroopan tasolla ja kansallisella tasolla. Ja vielä lisäksi totesin, että sijoittajan suoja, joka ei ole tiedonnossa mukana, en puhu tästä enempää, mutta siitä huolimatta sen pitäisi aina kulkea käsi kädessä sijoittajan vastuun kanssa, eikä sitä pitää siitä erottaa. Kuunneltuani edellisiä puhujia mieleni juolahti ajatus, että investointi pankin investointipäätökset ja kalanantopäätökset ovat päätöksiä, joihin liittyy tiettyjä ehtoja. Miksi emme kaikkiin ulkomaisiin investointiin liittäisi ehtoja sen osalta, kuinka eurooppalaisia arvioita, ää, eurooppalaisia arvioita täytyy kunnioittaa ja kuinka Euroopassa kannattaa toimia? Kiitos paljon. Tässäpä oli hyvin monipuolinen kattaus puheenvuoroja. Nyt meillä on hetki aikaa vielä esittää kysymyksiä ja kertokaa, kenelle kysymyksen esitätte. Ensin e, e, esittelijä Prost, olkaa hyvä. Kaksi kysymystä olisi puheenjohtaja. OECD ja sitten Business Euroopalle Totta kai kuulemisessa ei nyt käydä läpi tätä raporttia, mutta ei tähän nyt ihan sattumalta jouduttu. On tietty tilanne, tietty geopoliittinen tilanne, on mahteja, jotka ovat osattaneet tahtoa, joilla on strategiaa ja myös voimavaroja. Kiinalaisen oman suunnitelmansa 2025 asti ja on muitakin valintoja tehty ja totta kai ne ovat päättäneet lyhyellä keskipitkällä aikavälillä – maailman mittakaavassa ottaa haltuunsa tiettyjä aloja. Tästä syystä, Rova Santos, esitän teille kysymyksen puhittavaikutusten arvioinnista. Ja minä sanoisin, että mielestä on hyvä, että ei ole niin kauheasti vaikutusten arviointia. Kun ajatellaan elinkeinoelämää, niin täytyy nimenomaan nopeasti toimia. Jos aurinkokennoissa hävittiin, no Zado voi korjata, koska emme Euroopan tasolla pystyneen toimimaan riittävän nopeasti. Ja nyt aikataulu on sellainen, että tässä täytyy myös miettiä yritysten kannalta, jotta niitä voidaan suojella, niin mitkä ovat arkaluontoiset alueet, turvallisuus ja niin päin pois. Tavoitteena kai on se, että voidaan teksti saada täytäntöönpanoon ennen loppuvuotta. Muuten muut maat, mainitsettekin niitä, hoitavat tämän. Ja sitten me tulemme jälkijunassa. Kiinalla, Intialla, USAlla on, monella on, ja Euroopalla kun ei ole tai sitten yksittäin jollekin valtiolla, ja sekin on ongelmallista. Eurooppalainen ulottuvuus on lisäarvo tässä mielestäni. Business Euroopalta haluaisin nyt tietää, ettekö ole sitä mieltä, että jos jäsenvaltio tällaisen seurantajärjestelmän luo, niin sehän on valtti ulkomaiselle investoinnille on seuraamatta järjestelmä. Se luo oikeusvarmuutta myös. Eikö se ole aika mielenkiintoista Joulukuussa kävin Yhdysvalloissakin ja ainakin minä huomasin tämän Sifiuksen kohdallaan. Ja sitten OECD. Teiltä haluaisin tietää, ettekö ole sitä mieltä, että seurantamekanismi sijoituksella voi ennakoida myös sellaisen teknologian suojelua, jota ei ole vielä huomioitu riittävän ajoissa. Kiitos. Kar, olette todella oikeassa. Teollisuuden suvereenisuusajattelu ja kansallinenkin on menneen talven lumia kerta kaikkiaan, varsinkin tässä maapallostuneessa maailmassa. Minä nyt kysyisin Hudson instituutin edustajalta, kun ajatellaan mekanismien huonoja puolia, jos on epäonnistumisia, ajatellaanpa investointia joka tulee GNI-yrityksestä Kiinasta Inklipointiin. Ja on väitetty, että yritys perustaa tämän pirattitoimintaan Yhdysvalloissa ydinvoimassa. Kun Theresa May valtaan tullessaan totesi, että meillä on ongelma liittyen energiasuverenisuuteen tämän yrityksen kohdalla sitten kuitenkin, kun Ranska painosti varsinkin, varmaankin kiinalaisetkin, tämä sijoittaja jäi Ajatellaan Gazpromin investointia joissakin maissa liittyen kansallisia energiaverkkoja. Tässä päästetään ihan noin vain, ikään kuin susi eurooppalaiseen lammastarhaan. No, en, no eivät periaatteessa kaikki ole susia ja eurooppalaiset lampaita, mutta kuitenkin vähän sen suuntaisesti. Ja sitten meillä kuveitilainen yritys ja Ranskan edustaja täällä totesi, että tarvitaan demokratiaa, strategiset alat puolestaan, jotka ovat kuten ydinvoima. Ja sitten on maa, joka ei ole demokratia ja saa omistusosuuksia Arevassa, joka on strategisella alalla. Eli haluaisin tietää nämä epäonnistumisetkin tässä. Kiitos. Herr Sitten edustaja Starbatti. Kysymys OECDn edustajalle puhutaan tällaisesta arvioinnista, miten strategisia investointeja valaistaan tai miten ne voidaan todeta, että ne ovat kansallisen edun vastaisia. No, teillä on tällaisesta arviointi toiminnasta kokemusta, eikö sen pohjalta voisi tällaisen mallin aikaansaada, jota jäsenvaltio tai eri yksittäiset maat voisivat sitten soveltaa tarkastellessaan näitä investointeja ja niiden mahdollista vahinkoa. Edustaja Scholz. Minulla olisi kysymys työmarkkinajärjestöjen edustajille, molemmille oikeastaan. Meillä on monenlaisia omistussuhteita EU-ssa kansallisella tasolla ja niin edelleen. Minkä pohjalta meidän täytyy sitten päättää, että tällainen investointien seurantaprosessi käynnistetään, kun on otettava huomioon myös työpaikat, on otettava huomioon talous kokonaisuutena. Täällä on puhuttu nyt hyvin paljon Kiinasta tai muista isoista toimijoista, isoista maista, jotka investoivat Euroopan unioniin. No miksei sitten investointiseurannassa vaadita Euroopan unionilta valmiutta aktivoitua tässä on aikamoinen ristiriita, siis talouspolitiikka, joka pitkällä aikavälillä pyrkii kehitystä varmistamaan, mutta samalla sitten myös mekanismeja investointien seurantaa varten. Eikö nämä pitäisi yhdistää sitten omaan toimintaan? Mitenkä Business Europe ja miten sitten työmarkkinaosapuolet tähän osallistuvat? No niin, tässä oli kysymyksiä nyt sitten. yle oli myöskin Business Europeille, OECDlle. Aha, Dartmouth vielä. Foreign. Minun käsittääkseni ulkomaiset suorainvestoinnit muodostuvat EUn politiikan osa-alueeksi Lisabonin sopimuksen myötä kirjassani, jonka kirjoitin pari vuotta sitten. Kirjan varten löytynyt kovinkaan paljon esimerkkejä siitä, kuinka ei olisi puuttunut tai seurannut ulkoa puuttunut ulkomaisiin suorinvestointeihin tai seurannut niitä. Kysyisinkin, miten pitkälle meneviä mekanismeja on olemassa seurantaa varten, kun on kyse ulkomaista suurinvestoinnista Euroopassa. Toiseksi, kuinka monia konkreettisia esimerkkejä on olemassa tämän tyyppisestä seurannasta – Oletteko samaa mieltä minun kanssani, mikäli sanon, että liiallinen seuranta estää ulkomaisia investointeja sen sijaan, että olisi niiden kannalta hyödyllistä? No niin, kysymyksiä teille kaikille. Tulisiko investointiseurantaan integroida myös kriteerejä investointien laadun suhteen? Tässä katsotaan joitain EU-sisäisiä investointeja, vaikkapa Volvo. Suorat investoinnit Volvoon, jotka liittyvät tietenkin tuotekehitykseen, lopputuotantoon ja sitten Volvo joutui tähän tilanteeseen, että meillä on ulkomainen investoija, jolla on ihan erilainen lähestymistapa. Pitäisikö siis laatu integroida tähän myös mukana? Oesellähän tästä jotain kokemusta on. Joten nyt sitten asiantuntijoilta vastauksia. Ehkäpä mennään tässä nyt jälleen päivästä järjestyksessä Liina ensin. Ole hyvä. Kiitos kysymys siitä, miksi Euroopan unionilla ei ole, tai unionissa ei ole valmiutta toimia. En minä tiedä, että tätä täytyy kysyä kyllä komissiolta, koska tietyissä kauppaan liittyvissä kysymyksissä olemme kirjoittaneet komissiolle kirjeitä, pyytäneet reagoimaan vuosia, kymmeniä vuosia, mutta vaikea ehkä muutostaan saada aikaan. Äh, investointiseuranta ja siihen liittyvät äh, ehdot. Äh, tämä tutkimus, johon viittasin Kiinan EU-investointien suhteen, niin voidaan tietenkin luoda ehtoja kun sopimuksia, asettaa ehtoja kun sopimuksia allekirjoitetaan vaikkapa liittyen työvoimakysymyksiin tai siihen, kuinka suuri prosentti työvoimasta tulisi palkata paikallisesti tai sitten tuo Kreikan eh, Pireuksen satama-tapaus, jossa ei oltu asetettu minkäännäköisiä ehtoja ja tätä kyllä kiinalainen eh, sijoittaja käytti hyväkseen. Ja nyt eh, tässä yrityksessä on vain pari sataa työntekijää kaikki hallinnossa. Ja sitten satamatyöläiset, jotka tekevät työn, on palkattu alihankkia yritysten kautta, saavat 10-15 työpäivää kuukaudessa, mikä eh, ei, eh, mikä viematon eh, alta kaikilta sosiaaliturvaulottuvuuskysymyksiltä, yötyötä, viikonlopputyötä ja niin edelleen. Tällaiset ehdot voidaan luonnollisesti sisällyttää sopimuksiin, kun ne allekirjoitetaan. Thank you. So on the... Kiitos. Esittelijän kysymys oikeusvarmuudesta Onko elinkeinoelämä tyytyväinen siihen? No totta kai olemme, olemme tyytyväisiä niihin puitteisiin, jotka olisivat varmemmat sikäli, että lyödään lukkoon ne edellytykset, jotta jäsenvaltiot niin halutessaan voivat luoda seulontajärjestelmän. Siitäkin syystä, että siinä vahvistetaan periaatteet, läpinäkyvyys, oikeussuojakeinot, objektiiviset kriteerit. Kaiken kaikkiaan se on tärkeää. Ja totta kai me olemme siitä samaa mieltä. Sitten kun puhutaan vaikutusten arvioinnista, niin haluaisin vain tietää, mihin asti voidaan täällä mennä. Taata se, että se todellakin pääsee tavoitteeseensa. Tällainen ajatus heitettiin ilmaan, koska varmasti tarvitaan enemmän tietoa ulkomaisista suorista investoinnista, varsinkin EU-ssa ymmärtääksemme paremmin tilanteen, mutta kyllä tästä olemme samaa mieltä. Yhden asian haluan kuitenkin mainita, se taisi tulla sille ennenkin jo, että on erittäin tärkeää näissä prosesseissa, että meillä on yhdenmukaisempia menettelyjä EU-ssa. Määräajat vaihtelevat maasta toiseen tämän ehdotuksen myötä. Meidän ei pitäisi tuoda mitään uusia tekijöitä prosesseihin, koska se saattaa pelotella investoijia työllisyydestä, työoloista ja niin edelleen. Kuten Liina tässä totesi, niin monissa tapauksissa ne ovat osa sopimusta. Mutta nyt on kyse hankkeista, suurhankkeista, ja usein valtio on vahvasti mukana. Tilanne on totta kai erilainen, jossa on kyse pienemmistä hankkeista. Paljon nämä hankkeet, jotka ovat herättäneet huomiota, ovat sellaisia, joissa julkisia laitoksia on yksityistetty. Tai sitten on niin, että valtiolla on jalka oven välissä vahvasti. Se on vähän eri tilanne. Ja varmasti näissä tilanteissa valtio voi tehdä, mutta yksityisissä sopimuksissa riippuu paljon kumpaisestakin osapuolesta. Äh, Kiitoksia. Kiitos paljon Erajado kysymyksestänne. Olen täysin samaa mieltä teidän kannastanne. Yritin painottaa omassa puheenvuorossanne juuri sitä, että mitä nopeammin saadaan investointien seurantajärjestelmä aikaan sen parempi, koska monet tapaukset, jotka tekin mainitsitte, Hinkley Pointin tapaus esimerkiksi Yhdysvalloissa ja kukan yritysosto, niin juuri Yhdysvalloissa esitetyt huomiot tai vastalauseet kirvoittivat meidän oman järjestelmämme toimimaan joten meidän pitäisi saada trans, transatlanttista suurempaa korreliointia myöskin aikaan. Tällä hetkellä yhteistyö tuntuu syvän vain yhteen suuntaan, ja on huolestuttavaa, että Yhdysvalloissa tarkastellaan erittäin huolestuneena EUn suuntaan, koska EUlla ei ole investointien seurantajärjestelmää, EUn tasolla nimittäin. Konstantin Kahn. Kiitos paljon. Ja sitten Konstantsekaan ei ollut mitään kommentoitavaa. Ja sitten OECD. Kiitos puheenjohtaja. Tulevaisuuden teknologia ja äh, nämä kysymykset on äärimmäisen laaja keskustelu, mutta ei nyt ehkä tämän päivän keskustelu. Meidän tutkimuksessamme katetaan kansalliseen turvallisuuteen liittyvät äh, politiikan alat, äh, investointien hyödyt ja kun ajatellaan sitten tulevaisuuden teknologiaa, niin tämä on vähän toinen keskustelu. Eli meidän tutkimuksemme ei sitä kata, emmekä näin ollen voi ilmaista siihen liittyen mikään näköistä mielipidettä tai kantaa. Parhaat käytännöt malli, tämä on mm, valintakysymys. Täytyy valita, mitä kapasiteettia tarvitaan, mitä halutaan, mitä voimavaroja on käytettävissä ja mikä vaikutus äh, näille investoinneille on vielä hyväksyttävällä tasolla. Nämä ovat poliittisia valintoja, eli voidaan sanoa, että parhaita käytäntöjä on monia, myös huonoja käytäntöjä, mutta mikä paras käytäntö valitaan, niin se riippuu tietenkin painopistealueista ja arvoista. Sitä me emme voi määritellä. Teidän pitäisi kyllä nyt ulkosuudenhallintoon diplomaattiporukkaan hakeutua. Ja sitten vielä esittelijä Roust lopuksi, olkaa hyvä. Kiitoksia vielä kerran. Kiitokset komission jäsenelle, alustajille ja kiitos myös puheenjohtajalle tämän teknisen kuulemisen järjestämisestä. Ja totta kaikki täydensivät toinen toisiaan mitä erinomaisemmalla tavalla. Ja ehkä tässä täytyy miettiä kolmea kysymystä lainsäätäjän. Ensinnäkin, miten houkutella ulkomaisia sijoittajia, toiseksi, miten kohentaa investointien tehokkuutta, strategisia etuja ajan kuitenkin täällä. Ja sitten kolmanneksi, voidaanko käyttää tätä vetovipua, jotta voidaan saada myös tukea eurooppalaisella investoinnilla. Me olemme avoimia investoinneja, se on osa meidän taloudellista dynamiikkaamme. Ne maat, jotka ovat perustaneet seulontajärjestelmän, eivät ole sulkeneet oviaan sijoittajilta. Herra Mirille totesinkin, että tämä välille on, on ollut 75 vuodessa lähtien USAssa. Eurooppalainen ulottuvuus on varmasti ehkä uusi tässä, mutta kansallista seulonta asiantuntemusta löytyy. Latvia kertoi mielenkiintoista omasta järjestelmästään. Totta kai tässä on ongelmansa, reunaehtonsa, mutta tarvitaan ennustettavuutta, oikeaehtäisuutta suhtaisuutta ja oikeus keinoja ei vaikuta siltä, että tässä investoinnit ovat kärsineet, koska loppujen lopuksi ne ovat aika rajallisia. Eikä tämä muuta tapa houkutella investointeja, se riittuu politiikasta, aloitteista, sopimuksista paikan päällä ja siitä, mitä on tarjota ja ei niinkään seulonnasta kiinni. Ja jos ajatellaan riippuvuuttamme toinen toisistamme ja mitä vaikutuksia on muille talouden aloille Euroopassa, niin se oikeastaan edellyttää, että me mietimme yhdessä tätä. Yritysosto voi vaikuttaa turvallisuuteen yleiseen järjestykseen jossain Euroopan kolkalla. Ainakin täytyy tietoa vaihtaa. Mukaan lukien, kuten Rova Kartotes, ja olen samaa mieltä myös sosiaalisissa ja ympäristökysymyksissä. Näin nopeasti muuttuvassa maailmassa tarvitaan nyt vähintä tietoa siitä, mitä Euroopan taloudessa tapahtuu yrityksissä, niin että ainakin voidaan olla pyrkimättä että kaikki hävitetään näillä keinoilla. Muuten kaikki häviävät. Ja lopuksi halusin vielä kerran kiittää kaikkia alustajia. Nimittäin kysymysmerkkiä on paljon Euroopan unionin tasolla ja oikeastaan tämä on vähän uutta komissiossa ja parlamentissakin. Mutta kuitenkin tästä on hyvä jäädä käteen se, että tässä on kokemusta löydettävissä jäsenvaltioista. Käytettäkö tätä hyväksi, se voi auttaa meitä löytämään tasapainoinen mekanismi, joka on oikeasuhtainenkin ja tätä korostaa vielä tehokas. Kiitos. Thanks a lot. Kiitos. Kiitos oikein paljon asiantuntijoille, joilla on vielä pitkä matka täältä. Kiitos. Tämä oli todella mielenkiintoinen ja hyvin paljon meille tietoa tarjoava kuulemistilaisuus. Kiitos. Työ jatkuu helmikuussa esittelijämme työasiakirja valmistuu. Ja tosiaan onnea matkaan kaikille. Kiitos oikein paljon. Ja nyt siirrytään esityslistalla eteenpäin, nimittäin sen kohtaan 23. Ja kyseessä EUn ja Japanin välisen talouskumppanuussopimuksen viimeistely. joulukuultahan tämä on ja Minulla on nyt kunnia jälleen esitellä täällä komission sen, joka puolestaan esittelee meille sopimuksen sisällön. Ja kaikki, jotka haluavat poistua salista, tehkääpä se hiljaa ja rauhallisesti. Pyytäisin teitä nyt olemaan hiljaa. Täällä nimittäin työt vielä jatkuvat. Yeah, please, the commissioner wants to start. Komission jäsen haluaisi aloittaa. Aikaa ei ole loputtomasti, joten olkaa nyt ihmeessä hiljaa, että voimme jatkaa töitämme täällä valiokunnassa. Thank you very much, uh, chairman. Kiitos paljon puheenjohtaja, hyvät naiset ja arvon jäsenet. Kyllä, kyllä. Kuten hyvin tiedätte, 8. joulukuuta viime vuonna ilmoitimme siitä, että neuvottelut ollaan saamassa loppuun EU-Japani talouskumppanussopimuksen osalta välittömästi julkisen ilmoituksen jälkeen koko sopimus julkaistiin. Teillä oli mahdollisuus se lukea internetistä. Tietystikin tämä on melkoinen saavutus sekä Japanin että EUn kannalta katsottuna. Se liittyy hyvin paljon taroista hyötyä, mutta myöskin se on strategisesti tärkeä. Se lähettää signaalin koko maailmalle siitä, että EU ja Japani ovat sitoutuneita pitämään maailmantalouden pyöriä pyörimässä avoimen, oikeudenmukaisen, hyvin säännellyn markkinan perustalta liberalismi ja protektionismi on saanut tasapainon. Se on kuitenkin merkittävä saavutus muutenkin, koska sopimus on jo sinänsä itseisarvoa. EU- Japani Japanin talouskumppanin sopimus on yksi suurimmista ja monimutkaisimmista, laajalaisimmista sopimuksista, jonka ikinä kukaan on laatinut. Siinä liberalisoidaan tariffia 90 prosentista EUn vientiä Japanin suuntaan ja täysin suojellaan yli 200 eurooppalaista maantieteellistä merkintää. Samalla puututaan tapoista jotakin monia muita kuin tarifiesteitä, joita viejillämme on ollut edessään. Tämä luo valtavan suuren talousalueen 600 miljoonaa ihmistä ja 30 prosenttia maailmanlaajuisesta BKTstä on kyseessä. Ja tämä avaa valtaisia investointi- ja kaupamaisuuksia. Tällä vahvistetaan kummankin osapuolen taloutta ja yhteiskuntaa. Tämä vastaa tietysti myöskin yhteistyötä ylipäänsä EUn ja Japanin välillä, koska markkinat eivät pelkästään yhdisty, vaan myöskin ihmiset tulevat lähemmäksi toisiaan yhteinen kilpailukyky ja mahdollisuus tehdä yhteistyötä kansainvälisten standardaatimiseksi ja sääntelyn lähentämiseksi ovat myöskin taustalla. Ja tämä sopimuksen otsikko muuttui vapakauppasopimuksesta talouskumppanussopimukseksi, koska tämä paremmin heijastaa sopimuksen luonnetta. Lähtökohtana on uusi, uuden tyyppinen taloussuhde EUn ja Japanin välillä sen sijaan, että Neuvotteluprosessi vain saa, vietiin päätökseensä. Muutama yksityiskohta. Tiedän, että kuulet asiasta jo aiemminkin, mutta jonkinlainen katsaus kuitenkin. Heinäkuusta lähtien, jolloin saatiin päätöksen sopimusneuvottelut periaatteessa, ja tämän jälkeen sitten esiteltiin, sitten tehtiin hyvin paljon teknistä työtä, käännettiin juridinen teksti, tai muutettiin se periaatteiden tasolle markkinoille pääsyn aikataulu tavaroita, hankintoja ja palveluita varten määrättiin kuntoon, sääntely, asiat saatettiin kuntoon ja muut seikat, joita ei heinäkuussa saatu loppuun hiottua. Paransimme tekstiä myöskin kaupasta ja kestävästä kehityksestä ja koskevasta luvusta vahvistimme kielenkäyttöä, kun annamme yhteisen sitoumuksen Pariisin sopimuksen osalta, joka liittyy ilmastoon politiikkaan ilmastosopimukseen. Tämä on ensimmäistä kertaa, kun tämä otettiin mukaan ole kauppasopimukseen otettiin käyttöön myöskin erillinen mekanismi tätä lukua varten. Tämä on ollut erittäin tärkeä Euroopan parlamentin kannalta katsottuna lähellä parlamentin sydäntä. Kuten ehkä huomasitte, sopimus ei pidä sisällään lukua, joka liittyy investointisuojaan. Tämä on ainoa osa-alue, jonka suhteen emme saaneet aikaan sopimusta japanilaisten ystävimme kanssa joulukuussa. Eli ja juuri sijoittajan suojajärjestelmä investointien yhteydessä oli se, mistä kenkä puristi. Ja vanhan ISDS-tyyliin ei voida palata, vaan pelkästään voidaan laatia sopimus, joka vastaa investointi järjestelmäajattelua. Japanilaiset ovat sitoutuneita vanhan ISDS sijoittajavaltioriitojen ratkaisujärjestelmään. Se toimii heillä paremmin. Olemme sitoutuneet löytämään ratkaisun tähän keskusteltereekin meneillään. Jenni ne tullaan uudelleen ottamaan jälleen kerran parin viikon päästä. Ympäröinen edistystä on saatu tärvelen aikaa. Olemme pyrkineet selittämään, kuinka meidän järjestelmämme toimii. Sovimme kuitenkin, että sitten kun kaikista muusta on sovittu, olisi ikävää viivyttää sopimuksen voimaanastumista tämän vuoksi, kun otetaan huomioon kaikki ne erot, joita sopimusta syntyisi. Lyhyesti seuraavista askeleista. Olemme vakuuttuneet siitä, että tämä pitäisi astua voimaan niin pian kuin vain mahdollista. Japanilaiset ovat tästä yhtä mieltä. Olemme ryhtyneet melkoisen dramaattisiin toimiin, jotta normaali menettelyt on voitu lyhentää. Nyt tämä loppuhionta juridiselta puolelta katsottuna ollaan saamassa loppuun ja myöskin kieliset tarkistukset ja käännökset täytyy varmistaa kuntoon ja sitten kevään aikana vain siirretään neuvostolle. Muista voidaan allekirjoittaa jo ennen kesää. Tämä tarkoittaa sitä, että annetaan teille heti kesätauon jälkeen Toivon mukaan te sitten hyväksytte ehdotuksen, mikä kaikki sujuu hyvin. Tämä saattaisi astua voimaan vuoden loppuun mennessä tai varhain ensi vuoden. Pallo tulee hyvin pian olemaan teidän kenttäpuolistokollanne. Toivon mukaan te käytätte tilaisuutta hyväksenne ja edistätte EUn tasolla EUn ja Japanin välisiä suhteita. Haluan kiittää teitä yhteistyöstä, erityisesti kiittäisin esittelijää ja varjoesittelijää tervasta yhteistyöstä. Ilomielen teen jatkossakin yhteistyötä teidän kanssanne sen prosessin yhteydessä, jonka te pian aloitatte. 20 minutes. Kiitokset. Komission jäsenellä on parikymmentä minuuttia aikaa, eli nyt pyytäisin keskittymään kaikkein tärkeimpiin kysymyksiin, joita teillä on. Ja puhukaa lyhyesti. Esittelijä kaksi minuuttia, muuta ehkä minuutin kukin. Ja äh, voi aloittaa. Kiitoksia. Oikein hyvää iltapäivää päivää komission jäsen kollegat. Haluan kiittää mm, siitä, että nämä tärkeät neuvottelut olette saattaneet päätökseen. Tämä on tärkein Euroopan unionin koskaan Suomen kahdenvälinen kauppasopimus ja se on todella tärkeä niin taloudellisesti kuin strategisestikin. On mukava nähdä, että olette valmiita lähettämään meille lopputekstin arvioitavaksi. Se on hyvin tärkeää, koska Euroopan parlamentin täytyy joko hyväksyä tai hylätä prosessin lopuksi asiaa pohdittuaan tämä lopputeksti. Ja nyt on äh, ilmeistä, että tämä tulee tapahtumaan vielä ennen 2019 Euroopan parlamentin vaaleja. Haluaisin korostaa joitain äh, pääsaavutuksia. Maatalousala on aina hyvin herkkä ala ja nyt sitten äh, agri-food-alan tullittomuus ja sitten 15 prosentin tulli EU-viiniltä tulee muun muassa poistumaan. Ja sitten Japanille tärkeillä aloilla tulee olemaan tulittomia vientikiintiöitä Euroopan unionista. Ja uskomme, että maantieteelliset merkinnät saatiin erinomaisella tavalla ratkaistua Äh, voi ehkä sanoa SETA plus, mitä tulee näihin maantieteellisiin merkintöihin, samoin edistystä äh, muissa kuin nämä äh, tarifikysymyksissä, muun muassa liikennealalla, rautatiealalla, niin kutsuttu operationaalinen turvallisuuslauseke. Ja sitten korostaisin vielä kauppa- ja kestävä kehityslukua. Olen hyvin tyytyväinen siihen, että neuvottelujen loppuvaiheessa uudelleenarviointilauseke lisättiin tähän lukuun viimeinkin. Ja erityisen tyytyväinen olen siihen, että ilmastonmuutos näin ää, tulee mukaan. se plussa voisi olla tässäkin ikään kuin viitteenä. Eli sitten ILOn yleissopimukset olisimme ehkä halunneet vahvempia sanamuotoja, mutta tiedämme, että tässä japanilaiset vastustivat aika vahvasti. Loppujen lopuksi toteaisin, että toivomme, että tämä sopimus voi antaa merkittävän panoksen sääntöpohjaiselle kauppajärjestelmälle ja hyvin kunnianhimoiselle kauppa-agendalle. Mutta luonnollisesti palaamme asiaan ja keskustelemme itse tekstistä ja se on meidän tehtävämme sitten piakkoin. Kiitoksia. Meillä on täällä 10 puheenvuoropyyntöä, 11.12. No niin, minuutti kullekin. Ja olen tässä tiukkana, koska täytyyhän komissiolle tarjota mahdollisuus nyt sitten vielä vastatakin. Vees, olkaa hyvä. Kiitoksia. Pitkään on keskusteltu EU-kaupan ja investointisopimusten uudesta arkkitehtuurista tietääkseni, miten kahden keskustelumiksi ei ole olemassa jonkin jäsenvaltion Japanin välillä. Tiedän, että jotkut haluaisivat jonkinlaisen jaon investointien ja kaupan välillä. Eli kuinka tärkeää tämä on nyt komissiolle? että investointisuoja tulee. Onko mitään joustovaraa komissiossa, että saataisiin sopimus investointisuojasta Japanin kanssa? Tuleeko investoinnissa eri sopimus? Mainitsitte myös aikataulun. Tosi tiukka. Singaporesta ja Vietnamista haluaisin kysyä. Ennen tätä vai jälkeen taitaa olla aika lailla teillä hommia. Ja, vielen Dank. Zuerst auch von unserer Seite ist lieber Nadja Hirsch. Kiitoksia. Äh, me olemme erittäin äh, iloisia ja näemme, mitä suurta potentiaalia tähän kauppasopimukseen voi sisältyä. No, täällä tiettyjä aloja on jo nostettu esiin, muun muassa julkiset hankinnat, maantieteelliset merkinnät. Äh, ne on mihin liittyy nyt tässä oikein hyvä tulos. Samoin minua kiinnostaisi sitten aikataulu, eli mikä olisi investointisuojan suhteen realistista? Voitaisiinko se vielä neuvottelut käynnistää Bulgarian puheenjohtajakaudella, eli tuleeko tässä lähiaikoina vielä tulemaan jonkinnäköistä edistystä vai ei? Sitten kiinnostaisi vielä, täällä on hiukan mutistu, että mahdollisesti tietosuoja tai tietovirtausalalla saattaa olla ongelmia. Onko tämä vain huhu vai ovatko nämä, nämäkin kaikki asiat jo pois päiväjärjestyksestä? Kiitoksia sitten edustaja Kamal. Very much, thank you. Kiitoksia vastipuheenjohtaja, kiitos komissionissa, kiitos esittelijä, kiitos. Haluaisin kiittää teitä vielä minun, jos aikaa olisi. haluaisin kysymyksikin esittää sentään. No ensinnäkin, kun tarkastelen sopimusta, kun tietovirta on mukana kolme vuotta, on myös tarkastuslausekkeen osalta, niin mietittekö myös sitten vastaavuutta tällä välin? Entäpä sitten japanaisten reaktio, jos on sellaista monenkeskiseen investointiehdotukseen? Vaikuttaisi, että se olisi nyt houkuttelevampi kuin ratkaisu siellä ei ole rahoituspalveluiden omaa lukua. Senkin takia, että käytetään tietovirta-asioita tässä kun se nyt oli setassa, niin miksei sitten tässä, mitä esteitä olisi, että sinne tulisi rahoituspalveluluku. Kumpikaan ei halua sitä, vai onko muita syitä? Ja nopeasti palaisin vielä investointijuttuun. Jos saadaan sopimus investointituomioistuimesta, niin miten se sitten näkyy muissa sopimuksissa? Merci, Kiitos komission jäsen. Kolme kysymystä. Ensin puhuitte todellakin kestävä kehityksen luvusta. No sitä puhetta riittää, mutta se oikeastaan jää sitten ainoaksi luvuksi, joka ei saa se seuraamusjärjestelmä taakseen. Ei reunahty seuraamuksia, kuten muissakin. Ja tehän tiedät, Japanin kohdalla on huolia, varsinkin puun tuon viennissä. Ja vaikka meillä on FLECT-järjestelmä, joka on ihan mallijärjestelmä, sitten kalastus, Pariisin sopimus, viittaus. Aina voi siihen viitata, eikä se oikeastaan tarkoita yhtään mitään. Ei siellä mitään reunaehtoja. Sitten toinen henkilötiedot. Täällä jo todettiin, kun me haluamme hyväksyä henkilötiedoista kauppasopimuksia myös, jonka määräksi lopuksi tähän lopuksi vielä rahoituspalveluista on siinä aika lailla huolta kuitenkin siitä, mitkä ovat rahoituspalvelujen laatu Japanissa läpinäkyvyys. Haluaisin nyt tietää, mitä komissio on ajanut tässä sen takamiseksi, että mitä tässä sitten kehitellään Euroopassa veronkiertoa vastaan ja läpinäkyvyyden puolesta rahoituspalvelussa, että se sitten myös näkyisi tässä sopimuksessa, eikä siellä sitä kyseenalaistettaisi. Kiitokset sitten Helmut Scholz. Kiitos, kolme kysymystä. Täällä jo mainittiinkin tuo investointisuoja kysymys ja minä yhdistäisin sen talouksiemme rahoitusvakauteen. Tietenkin tämä, tähän vapaakauppasopimukseen liittyy tällainen rahoitusalan suojelu, mutta mitenkä tämä ja sitten esimerkiksi tuo investointivälitys kysymys voidaan saada yhteen. Sitten tässä on aika paljon kestävän kehityksen suhteen ongelmia, kun katsotaan esimerkiksi tätä pakollista tietojen antoa, due diligence-järjestelmää, joka mielestämme tulisi tähän sisällyttää, mutta ei ole tyydyttävällä tavalla tehty. Ja ylipäätään kun puhutaan tiedoista, tietovirrat, koko tämä luku tai erityissopimus. Täytyykö ymmärtää, että tämä on muuttuva sopimus, että tässä tämä vielä, vielä on ikään kuin auki ja mahdollisesti muuttuva? Kiitokset sitten edustaja Zaharin. Kiitos puheenjohtaja komission ja sen uskon, että kaikki olemme yhtä mieltä siitä taloudellisesta ja geopoliittisesta merkityksestä, joka sopimulla, sopimuksella on. Tämä saattaa Euroopan jälleen kerran vapaakaupan keskiöön samaan aikaan, kun Yhdysvallat pikkuhiljaa lipuu keskiöstä. Tämä on oikea sopimus oikeaan aikaan. Siitä huolimatta koko tätä taustaa vasten. Minulla olisi siis saman tyyppinen kysymys kuin edustaja Waleisalla. Kyse on ajatuksesta. Ei pidä unohtaa muita sopimuksia, jotka ovat turoillaan tällä hetkellä. Nimittäin Singaporen ja Vietnamin vapakauppasopimukset. Mitä mieltä olette näiden asioiden järjestyksestä? Japani ensin ja muut sitten jälkikäteen vai kunnioitatteko sitä tosiasiaa, että nämä Singaporen ja Vietnamin sopimukset on hiottu loppuun jo aikaisemmin? Merci, ähm, la... Kiitos. Ensinnäkin neuvoston kanta jakoon kauppaan ja investointeihin. Mikä on neuvoston kantaa? Aiotte nämä pitää erillään? Onko osalta mitään selvää kantaa tähän? Ja sitten toiseksi siihen, mitä herra Jadot ja herra Scholz totesivat, rahoituspalvelun luku ja tietojen vaihto, henkilötietojen vaihtoa. Onko niin, että jos Japanissa jotain neuvotellaan, että siinä sitten heikennetään täällä Euroopan unionissa sitten kolmanneksi, niin totta kai kestävän kehityksen luku. Mehän tiedämme jo, että Japanissa laittomassa puukaupassa ja laittomassa kalastuksessa. Japani ei noudata kansainvälisiä sopimuksia. Ja jos ei siinä tule kestävän kehityksen lukua seuraamuksin, niin siinä oikeastaan kaivataan verta omasta nenästä. Japanissa on sellainen talous, joka on integroitu Aasian talouteen, ja siinä on alkuperämerkintöjä joustatettu, jotta ollaan kilpailukykyisempiä. Esimerkiksi siinä, mitä on tietty osuus muualta tuodusta osasta. Onko niin sitten, että tässä saatetaan vaaraan meidän tuotantomme, ettei tässä sitten Aasiaa meitä liitetä? Kiitoksia. Yritän puhua lyhyesti. Kun puhutaan kestävyydestä, päättää ja sen vahvuudesta, niin kysyisin, että miksi tämä luku oikeastaan on alakohtana kistojen ratkaisuluvun alla. Ja sitten tämä uudelleenarviointilauseke, mitä, mitä siltä odotatte, miten se aiotaan täytäntöönpanna. Ja sitten ILO, ILO yleissopimukset, onko ne ratifioitava vai onko niin ratifiointi sitten ennakkoehto sille, että tämä vapakauppasopimus voidaan ratifioida ylipäätään. Ja sitten kysyisin, että miten tietosuoja varmistetaan Euroopan unionissa. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Sala Frankka. Onneksi olkoon komission jäsenen erinomaisesta sopimuksesta, kun ajatellaan, että on neljäs talousmahti, se on selvä viesti avoimen kaupan puolesta, joka perustuu sääntöihin. EU kuitenkin, miljardi kuitenkin siitä voi saada ja 500 miljoonaa kuluttajakin on. Olen iloinen näistä aikatauluista, koska todellakin aika rientää. Sopimus avaa ovet valtaville vientimahdollisuuksille. Tiedän, että te voi tänne nyt jäädä vastaamaan, kun teillä muita sitoumuksia. Me tiedämme, että tänne kyllä pärjätölle jää, mutta onpa onni, että toivottavasti Merkosur tulee esille myös avokettisyydessä vastaan sitten, kuten tässäkin. Monet kollegat komission jäsen ovat todenneet, ja minäkin uskon, että jos ajatellaan investointisuojaa, riitojen investoinnissa, mahdollisesti voisi aikataulua sitten saattaa vaaraa, oletteko sitä mieltä, että ei tätä enää täällä voida ratifioida. Kiitos puheenjohtaja. Mr. Adnos. Thank, um, uh, thank you, Mr. Thank you, Madam. Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsen. Kauppasopimus Japanin ja Sveitsin välillä astui voimaan syyskuussa 2009. Komissaari, puheenvuorossa sanoitte, että tämä sopimus saattaa nyt tulla voimaan joskus 2020 vuoden alussa, ennen kuin tiedämme, tuleeko Vallonian parlamentti sanoman sanansa puolesta vai vastaan, niin kuin se on toiminut aiemmissakin yhteyksissä. Ei ole selvää, tuleeko se antaa vihreää valoa. Eikö se helpompaa, mikäli yksi maa sopivisi kauppasopimuksesta meidän kanssamme kuin, että 27 maan tai 28 maan hyvin erilaisen talouden edustajat sopisivat sopimuksia. Eikö se helpompi sormia yksittäisiä sopimuksia? Mahtaako teillä olla joku erityinen maa mielessä? En kommentoi. Eh, sì, grazie. Kiitos. Minäkin haluaisin tähän, että mikä merkitys on kaikilta osin geopoliittisesti, taloudellisesti tällä sopimuksella. Hyvä, että sellainen saadaan. Yksi täsmällinen kysymys liittyen juustoalaan. On joitakin huolia olemassa, että sopimuksen tulisi suoja, joka on takapakki ajatellen nykytilannetta, joka on nyt voimassa sikäli. Tätä kysyisinkin että saisi selvityksiä, että tulisi poikkeuksia joissakin juusto- ja maitotuotteissa, niin että eivät ole ihan samalla linjoilla, mitä on Kanadan sopimuksessa. Nimittäin ne, että siinä voidaan rekisteröidä yleisiä nimityksiä, parmesaani esimerkiksi. Ja sitten samaan aikaan kuitenkin voidaan rangaista sitten sellaisesta käyttämistä, että viineissä on poikkeavia tietoja tuotteen alkuperästä. Jos sopimus on vastaava kuin on Kanadan sopimuksessa, niin totta kai se on hyvä suoja. Mutta sen sijaan, jos ei ole tällaista lähentämistä, niin voi olla, että siinä rangaistaan Euroopan tuotteita. Yhtä lailla voidaan tässä rangaistaan, ei niinkään ajatellaan, mitä Japanin tuotteet sieltä tulee, totta kai siellä se nyt ei ole niin kovin vahvalla tämä maito- ja juustoala, mutta sitten kolmannet maat, jotka ovat mukana Japanin kaupassa. Commissioner. Thank you. Um, oh, sorry. Ja, dank u voorzitter. Kiitos puheenjohtaja, tiedätte, että me olemme hyvin epäileväisiä vapakaupasopimusten suhteen, myös Jeftan, mutta tämä ilmastonmuutosluku on kyllä erittäin tervetullut, koska siinä sitoudutaan yhteistyöhön ilmastonmuutoksen torjunnassa. Voitteko luvata meille, että myös Singapore ja Vietnami sopimuksissa pyritään vastaavaan mm, lukuun ja kuinka kunnianhimoinen komissio tulee tässä työssä olemaan? Voiko komissio taata, että jefta ei mitenkään johda hiilidioksidipäästöjen lisääntymiseen? Entäpä sitten tuo investointisuoja, vaikka komission jäsen luvata, että jotta päästäisiin Pariisin sopimukseen, on tehty tiettyjä sitoumuksia. Onko varma, että näistä ei sitten luovuta investointien vuoksi? Ja tosiaan sitten tämä kistojen ratkaisuväline. Haluaisin siitä kuulla lisää. Ja sitten vielä tuo valas, valanpyynti sekä tonnikala pyynti kyse on laittomasta kalastuksesta. 270 000 allekirjoitusta oli vetomusvaliokunnan vetomuksessa, joka liittyi tähän valanpyyntiin ja tonnikalan pyyntiin ihan vastikään. Haluaisin vastauksen näihin. Kiitoksia. Thank you very much. Um, there were... Kiitos paljon. Kysymyksiä tuli paljon kysymyksiä liittyen investoihin, joten hoidan ne yhdessä ryppäässä. Te on aivan oikeassa, herra Valisa. Mitään kansallista kahdenvälistä investointisopimusta ei ole tällä hetkellä Japanin ja Euroopan valtion välillä. Tämä on aivan suuri ongelma. Tarkoituksena on nyt saada investointiluku, investointien suojeluku myöskin Japanin sopimuksen mukaan. Jäsenvaltiot ovat tätä peräänkuuluttaneet. Ei meillä onnistunut sopimaan uudesta mallista jota EU:ssa on kehitetty kuitenkaan investointisuojelun osalta. Silloin kun kaikista muusta sovittiin, katsoimme, että voimme hieman lykätä sopimuksen solmimista ja esitellä sitten tämän sopimuksen. Tässä nyt ei ole siis mukana vielä investointisuojaa nykymuodossa, vaan tämä EU-only-sopimus. Se esitellään EUlle ja teille ja sitten toivon mukaan se astuu voimaan. Tämä ei tarkoita sitä, että me luovuttaneet investointisuojasta. Me puhumme reikin asiasta japanilaisten kanssa. Puhumme omasta mallista, me yritämme selittää sitä ja pyrimme yrit, yritämme ymmärtää sitä, miten Japani on aiemmin hoitanut nämä kysymykset. Samanaikaisesti keskustelemme monien välisestä investointituomioistumista japanilaisten kanssa. Asia etenee, mutta hieman enemmän aikaa tarvitaan sen kuntoon saattamiseen. Toivon mukaan uusia keskusta käydään meidän Japanin välillä vielä myöhemmin talven aikana. Myöhemmin voin raportoida näistä keskusteluista. Tarkoituksena on, että vapaakauppasopimus esitellään teille ja siinä on mukana nyt en tiedä vielä tarkoin milloin, mutta siinä tulee olemaan, siitä tulee olemaan erillinen sopimus. Ehkä tässä oli siinä yhteydessä sekasopimus, mikä kysyy myöskin investointisuojasta. Emme halua lykätä kuitenkaan menettelyitä. Ei tämä tarkoita, että asia on unohdettu. Kuten Franka totesi, nyt neuvotellaan muitakin neuvot- kauppasopimuksia esimerkiksi Merkosan kanssa. Pääneuvottelemme Edustaja Rova Galina on paikalla puhumassa tästä. Meksikon kanssa myöskin neuvotellaan ja Singaporen ja Vietnamin kanssa sopimuksen on saatu aikaan. Singaporen suhteen on tiettyjä teknisiä seikkoja, jotka täytyy vielä hoitaa kuntoon koska investointi tuomioistuin asia on muuttunut, tämän tehtiin pienruokan asia Toivon mukaan voimme esitellä sen myöskin jäsenvaltioille vielä kevään aikana. Vietnam on hieman viivästynyt käännösongelmien vuoksi. Singapore on periaatteessa kunnossa. muutama loppuhionta vielä tarvitaan. Tämä ei meistä vaan siitä, että vietnamiset tarvitsevat enemmän aikaa tietojen sen kuntoon saattamiseen, mutta toivon mukaan, että käännös saadaan valmiiksi mahdollisimman pian ja luotamme siihen, että voimme tämänkin asian sitten tehdä vielä tämän vaalikauden aikana. Ei tätä kansia ole unohdettu, mutta ennen kuin käännös on valmis, en voi sanoa tarkempaa aikataulua, koska yleensä tähän menee nelisen kuukautta. Tietosuojasta ja riittävyydestä. Komission puolella hiotaan parhaillaan loppuun ehdotusta, josta keskustellaan teidän ja jäsenvaltioiden kanssa tästä samaisesta aiheesta. Kuten tiedät, herkkä kysymys, oikea tasapaino saadaan kauppaan liittyvän tiedon ja toisaalta tietosuojan välille. Keskustelut vielä loppuun saatettu. Mukana on myöskin tarkistuslauseke Japanin sopimuksesta, joten tämä ei ole mitään avoin asia, vaan siellä on tarkistuslauseke kollegana Rova Jurova Komissiorova puhuja panelisten kanssa tietosuojasta ja riittävyysperiaatteesta. Heillä on korkea tietosuojan taso, joka on hyvinkin samantapainen kuin EUn uusi lainsäädäntö kastui voimaan toukokuussa. Toivon mukaan Japanin kanssa saadaan sovittua myöskin riittävyyskysymyksistä. Tämä helpottaisi myöskin kauppaa siten, että kunnioitetaan vastapuolen toimintamalleja. Rahoituspalveluista ne ovat kyllä mukana sopimuksessa. Ei niitä ole suljettu pois fiscale et, et transparence, des choses... ja avoimuuteen tulee. Tämä on tärkeä se, Teemme tässäkin yhteistyötä japanilaisten kanssa OECDn piirissä ja G20-maiden piirissä. Uskon, että yhteistyö on tyydyttävällä tasolla. Se tulee jatkumaan edelleenkin. Kappale, joka liittyy kestävän kehityksen ja ympäristöön, ei, on tähän vastaus. Se ei ole pakollinen, se ei voida pakolla pistää täytäntöön eikä mitään seuraamuksia voida langettaa tällä hetkellä. Kuten kaikki tiedätte, minä olen täällä aiemmin puhumassa lukuisia kertoja sekä valiokunnalle että myöskin teille yksittäin. Me teemme yhteistyötä vahvistaaksemme sitä, että kestävän kehityksen kappaletta voidaan paremmin pistää täytäntöön. Seuraamukset ovat yksi vaihtoehto. Vahvistamisen yhteys voi tehdä muutakin kuin asettaa sanktiota. Tätä asiaa ei ole vielä hiottu lopun saakka. Siellä on kappale, siis revisiolauseke, tarkistuslauseke sovellukset tätä varten. Singaporesta varmaan vastasinkin jo. Rova Arena esi kysymyksen siitä. No, Rova Arena onkin poistunut paikalta. No, arkkitehtuurikysymys sitten. Rakennekysymys. Japanin suhteen ongelma on vähemmän räikeä, vähemmän ilmeinen. Olemme keskustelleet investointisuojasta erikseen asioita toisistaan. Ja sitten kysymys, joka liittyy rakenteeseen. Mitä virallista päätöstä ei neuvoston puolella vielä tehty? Siitä on kyllä keskusteltu monta kertaa ja sitten on keskusteltu vielä uudelleen seuraavassa neuvoston kokouksessa. herra Dartmouth, tietystikin on helpompaa kahden maan päästä sopimukseen kuin että mikäli toisella puolella on yksi maa ja toisella puolella 27 maata. Ehkä minun ja sinun olisi helpompi saada sopimusaikaan kuin mikäli paikalla on enemmän porukkaa. Mutta tietystikin kyse on sopimuksen laadusta. 28 maan EU ja Japani muodostavat 30 prosenttia maailmanlaajuisesta BKTstä. Tämä avaa loistavia mahdollisuuksia. Mikäli jokin maa, mikä tahansa maa, jatkossa neuvottelee Japanin kanssa, niin sopimus kyllä varmaan syntyy, mutta ei se ole niin laajainen sopimus. Ja neuvot, Valta on suurempi, mikäli on 500 miljoonan ihmisen markkinoista kyse, kuin mikäli on kyse yhdestä maasta. Rova Moska, me suojimme maantieteisiä merkintöjä myös Japanin sopimuksen yhteydessä, niin kuin kaikissa muissakin sopimuksissa. Siellä on enemmän, enemmän maantieteisiä merkintöjä, jotka ovat suojattuina kuin missä muissa sopimuksissa. Hyvin harvoja poikkeuksia on vain neljä maantieteistä merkintää joiden kuntoon saattaminen on hieman aikaa vievämpää, enempi pienemmän aikaa, mutta muiden suhteen noudatetaan täsmälleen samaa menettelyä. Ja nyt ollaan hiemassa kuntoon, hiemassa loppuun luettelo tulevien viikkojen aikana. Siirtymäkausia on facing in ja facing out kausia niin kuin muidenkin maantieteellisten merkintöjen yhteydessä. No, esimerkiksi parmesaani on kyllä suojattu maantieteellisen merkinnän niin kuin aina. Sitten valanpyynnistä vielä. Tietystikin kyse on ihan kammottavasta asiasta, kun on kyse valanpyynnistä. Tämä on tehty täysin selväksi, äärimmäisen selväksi japanilaisille ystävämme. Kaupallinen valanpyynti ei ole sallittua jäsenvaltioiden aluevesillä, että jäsenvaltioiden alusten toimesta minkään jäsenvaltion alueella teemme muiden maailman kanssa eri kansainvälisillä foorumeilla. Olen tehnyt täysin selväksi japanilaisille ja muille, että kaikki valaslajit ovat suojeltuja. Niitä ei saa häiritä tappaa tai pyydystää. Habitat-direktiivi tämän kieltää. Ja luontoasetus myöskin tämän kieltää. Siksi tätä ei ole mainittu kauppasopimuksessa, koska tämä ei liity kauppasopimukseen. Me teemme yhteistyötä kansainvälisen komission kanssa ja muiden kanssa estääksemme tämän kammottavan valaiden pyynti toiminnan. Tässä oli suurin piirtein nyt vastaukset kaikkiin kysymyksiin. Kyllä siinä sopimuksessa viitataan myöskin Pariisin sopimus on erittäin tärkeä se, koska Pariisin sopimus on erittäin laaja eikä koinkaan täsmällinen. Olemme sitoutuneet siihen, että teemme yhteistyötä tässä hengessä juuri tähän suuntaan japanisten ystäviemme kanssa kaupan saralla, mutta myöskin muiden kanssa. Me pyrimme helpottamaan kauppaa esimerkiksi silloin, kun on kyse ympäristöystävistä tuotteista. Lisäämme yhteistyötämme myöskin talouden viherryttämistarkoituksissa. Tämä on mukana kauppasopimuksissa, mutta myöskin muun tyyppisessä yhteistyössä Japanin kanssa. Japani on tietystikin maan, jolta voimme hyvin paljon oppia. Me voimme vaihtaa hyviä käytänteitä keskenämme. Kiitoksia paljon kysymyksistä ja palaamme tämän saman asian pariin myöhemmin, silloin kun kerromme edistyksestä. Suuret kiitokset ja lopuksi vielä esittelijä. Kiitoksia olen seurannut aivan alusta alkaen näitä neuvotteluja. Tämäkin keskustelu osoittaa, että me kyllä esitämme kysymyksiä prosessin ihan hamaan loppuun asti. Ja nyt aina siihen asti, kun teemme sitten lopullisen päätöksen tästä sopimuksesta. Eli yhteistyömme jatkuu. Älkääkä yllättykö, jos kysymyksiä vielä satelee. No niin, kiitoksia komission jäsen ja paljon kiitos tekemästänne työstä. Ja nyt siirrymmekin sitten toiseen hyvin kiintoisaan maailmankolkkaan, nimittäin kauppaneuvottelut Mercosur-maiden kanssa. Tehän tiedätte, että alun perin oli tarkoitus saattaa päätökseen Mercosur sopimukset Buenos Airesissa kokouksessa joulukuussa. No näin ei kuitenkaan käynyt ja nyt täytyy sitten tarkastella näiden neuvottelujen tilannetta ja toivotan lämpimästi tervetulleeksi myös Merkosurin edustajat, erityisesti suurlähettiläs Filmanin, joka on Merkosur Paraguain suurlähettilässä. Paraguayhan on tällä hetkellä Merkosurin puheenjohtaja. Ja komissiostakin meillä on täällä edustaja, nimittäin pääneuvottelija Sandra ähm, Galina, joka on meille hyvin tuttu henkilö. Kyllä minä näen teidät siellä. Ja hän voi puhua hyvin, hyvin pitkään, mm, tai <laughs> jos vain aikaa on, mutta pyytäisin keskittymään nyt ongelmiin ja siihen, että mitä tällä hetkellä on tosiaan käynnissä. Kiitoksia ja oikein hyvää uutta vuotta teille kaikille. En tiedä, onko nyt jo liian myöhäistä toivottaa uutta vuotta, mutta ainakin Ranskassa aina kun loppuun asti näin voi tehdä. Tosiaan Buenos Airesissa ää, oli oikein hyvä kokous, hyvin paljon saatiin aikaan, hyvin paljon menestystä myös. Voisin ehkä kertoa näistä edistysaloista. Neuvottelut menivät myös hyvin pitkälle, sillä itse asiassa meillä oli ministeritason tapaamisia ja ilmeistä oli, että tässä kyllä loppuvaihe alkaa lähestyä ja hyvä niin, koska todella tämän tien päässä sitten on enää hyvin harva asia auki ja ehkä keskittyisin niihin tänä iltapäivänä. Merkosur eh, esitteli meille eh, tarjouksensa 90 prosenttia volyymitaan tosiaan eh, Buenos Airesissa. Tämä oli oikein tervetullut. Ja kyllä voidaan sanoa, että nyt 90 prosenttia volyymista on täysin vapautettu Merkosurin puolelta. Ja tällä on vaikutusta myös tekstiin erityisesti palvelu- ja tavarakaupassa saimme aikaan merkittävää edistystä ja kaikkein tärkeintä on varmaankin se, että johtajat kävivät läpi koko tekstin. Buenos Airesissa katsottiin kaikkia asioita niin, että tuli hyvin selväksi, että mitkä kysymykset edelleen olivat avoimia. Samoin ymmärrämme, että jotkut asiat, jotka voivat näyttää ensin pieniltä, saattavat olla hyvin, hyvin arkaluontoisia ja, ja hyvin tärkeitä osapuolille. No nyt sitten sisäiset työt jatkuvat ja mahdollisesti seuraava tapaaminen on sitten ministeritasolla ja tarkoitus on päästä ihan sitten tuohon loppuvaiheeseen, erityisesti markkinoille pääsy, mutta myös sääntelypuolella on vielä muutama tärkeä asia hoitamatta. Eli ihan lyhyesti, jotta tiedätte missä mennään. Kaikkein tärkein ala, jolla vielä teknistä työtä on jäljellä, mutta jossa kuitenkin paketit ja elementit alkavat syntyä, niin ovat nämä alkuperämääräykset. Niistä meillä oli oikein hyviä keskusteluja. Ja jotkut ministerit joutuvat, tai ministerit varmaan joutuvat nyt sitten vielä tekemään tiettyä vääntöä tässä. Samoin sitten tavarakauppa sen suhteen saatiin aikaan hyvää edistystä. Nyt esimerkiksi tästä perus tasosta saatiin aikaan sopimus ja on oikein oikein hyvä, että ollaan pääsemässä myös aikataulujen suhteen loppusuoralle. Sitten meillä on no, esimerkiksi kuljetusalalla meriliikenne yksi prioriteettiala ja siihen Äh, liittyy vielä tiettyjä avoimia kysymyksiä, samoin televiestintäala, ähm, Merkosurilla oli tiettyjä huolenaiheita ja uskon, että niihin olemme nyt äh, onnistuneet vastaamaan. Oli oikein hyvä saada tämä televiestintä puoli avattua. Sitten sähköinen kauppa, sehän nyt on hyvin paljon muodissa. Asiantuntijoiden täytyy käydä vielä keskusteluja, koska niin kuin tiedätte, tässä ollaan vielä aika varhaisessa vaiheessa keskusteluja. Sitten sitten kestävä kehitys ja kauppa, erittäin hyvää edistystä. Tässä on joitain avoimia kysymyksiä, joita tulee käsitellä poliittisella tasolla, mutta ei tämä se kaikkein vaikein asia ole, koska kumppanimme ovat erittäin sitoutuneita kestävään kehitykseen itsekin. Viittaisin yhteen alan Mm, jossa, tai kahteen oikeastaan, jossa ollaan vielä hiukan kaukana toisistamme, nimittäin TBT, mm, ajoneuvot, niin kutsuttu tämä autoliite, joka on vielä auki. Ja sitten teolliset tekijänoikeudet. Me olemme siinä vielä ää, äh, käymässä keskusteluja. Muistan kyllä äh, Euroopan parlamentin jäsenten kirjeen ja me pyrimme äh, tietenkin äh, huolehtimaan niistä kysymyksistä, joista puhuitte muun muassa esimerkiksi rinnakkaislääkkeet ja niin edelleen. Eli kyllä vain. Ja kun puhutaan teollisista tekijänoikeuksista, meillä on myös maantieteelliset merkinnät, tietyt nimet, kiistat nimistä. Tämä on hyvin hankala kokonaisuus ollut, mutta me olemme saaneet aikaan kyllä merkittävää edistystä tiettyjä tiettyjä hankaluuksia kuitenkin vielä. Toivon, että tämä on hyödyksi. En halua tietenkään äh, kertoa liikaa yksityiskohtia, mutta vastaan mielelläni, jos teillä on yksityiskohtiin liittyviä kysymyksiä. Ja 30. päivä tosiaan sitten ää, äh, tässä työt jatkuvat ja kohta ollaan ihan loppusuoralla. Kiitoksia ja seuraavaksi puheenvuoron saa esittelijämme Frankka, Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin toteaisin, että olisi ollut kiva, että kun rouva Gallinakin totesi viime neuvottelukierroksesta ministeritasolla – että olisi täällä olleet myös komission jäsenet. Hänhän juuri tässä oli tämä kaupan vastaaja maataloudesta vastaava puheenjohtaja. Totesin teille, että minun ryhmäni, kuten moni muutkin ja Merkosuor valtuuskunta tätä mieltä. Minä puhuin tässä Malmströmin kanssa. Hän selitti tarkalleen asian, mutta nyt maataloudesta vastaava komission jäsen olisi ollut paikalla myös. Kyse on arkaluontoisesta alasta, ja sieltä ei ole mitään selvityksiä tullut parlamentille joulukuisesta tapaamisesta. Viittaa siihen, mitä Juncker totesi Euroopan, tila, Euroopan unionin tila puheessaan, että Euroopan parlamentilla on viimeinen sana kuitenkin tässä, koska sopimukset niin sanovat, ja puheenjohtaja totesi myös, että Euroopan parlamentissa se tietoa jatkuvasti koko neuvotteluprosessista. Ei ole käynyt näin. Tarvitaan nyt selvityksiä myös Hoganilta. Kaksi kysymystä, en halua uudet aikaisen enempää Galinalle. Ensinnäkin ne ennusteet, joita komissio esitti neuvottelujen päättämisestä jo joulukuussakin, ja mitä sitten, jos se aikataulu pidä Euroopan unionia ajatellen tai sitten kumppaneita Merkosuurissa. Sitten toinen kysymys, kysyisin häneltä, onko paikkansa pitävä, että neuvottelut Buenos Airesissa halusi kasvua maataloustuotteissa, myös jalostetuissa tuotteissa. Ja onko tällainen vaatimus sellainen, että tässä päästäisiin myös lopputulemaan? Komission ja sen Malmström minulle totesi, miten tärkeää on ensi viikolla ministerikokouksella ja tiedämme hyvin, mistä tässä on kyse. Mutta vielä ihan yksi kommentti lopuksi, jos ajatellaan, mitä tietoja meille Kalina on antanut. Haluaisin esittää kunnioituksen ja tunnustukseni tälle vaikealle työlle, jota hän tässä tekee. Vielä lopuksi yksi asia. Kysyisin, onko niin todellakin, että Euroopan unioni Kataisen kirjeen Hoganin ja Mansonin myötä on sitouduttu siihen, että todellakin saadaan tarjous markkinoille pääsystä. Kiitoksia puheenjohtaja. Thanks a lot. So we have a lot of requests. Kiitos. Täällä on koko joukko puheenvuoropyyntöjä ja pyytäisin kunnioittamaan no, ehkäpä puolitoista minuuttia. Tietenkin varjoesittelijät ensin, mutta pyytäisin kunnioittamaan puolentoista minuutin puhe aikaa. Edustaja Dantti, toden totta olet ensimmäinen. Presidentti, juu. Kiitos puheenjohtaja. No, asia nyt imeen ihan välittömästi. Gallinalle kiitos selvityksistä sopimuksen tiimoilta. Ensi kertaa todellakin meillä on tekstikin, jotta voidaan arvioida sitä kokonaisuudessa. Minä kuitenkin esittäisin muutaman kysymyksen. Ensinnäkin julkiset hankinnat. Ajatellaan kansallista suositu, su, suosintaa eurooppalaisille toimittajille? Onko tässä kaikki takeet myös liittovaltiotasolla, jos ajatellaan liittovaltion alaisemmalla tasolla tapahtuu julkisia hankintoja, varsinkin Argentiinassa ja Brasiliassa, kun on kyse liittovaltiosta. Ja sitten maantieteelliset merkinnät. Tohtori Gallina totesi täällä, että tässä on jotakin ongelmia olemassa. Haluaisin tietää, mitä sitten on vaikuttaa sillä, että on rinnakkaisia maantieteellisiä merkintöjä? Totta kai on paljon maantieteellisiä merkintöjä tunnustettu, ja me olemme valmiita tunnustamaan myös vastapuolella niitä, mutta ehkä tässä on nimissä vähän ongelmia ja mikä painoarvo näillä on taloudellisesti, että on rinnakkain joitakin maantieteellisiä merkintöjä, siis samantyyppisin tai samoin nimiin. Sitten vielä yhtä alaa tähdätäisiin, kun se on niin tärkeää, nimittäin jalkinen valmistaminen. Todellakin me, jos ajatellaan Mercosur-markkinoille pääsyllä on korkeat tariffit, niin kuin Argentiinassa muun muassa, siellä on todellakin korkeat tariffit myös sitten, että tuodaan jotain Eurooppaan. Jos ajatellaan sitä alkuperämerkintöjä, niin haluaisin jotenkin sitä käsitellä vähän enemmän, jos alkuperämerkinnöistä käydään keskustelu jo eh, muun muassa jalkineissa. Ja sitten ymmärtää myös lopuksi, onko tässä jotain vaihtoehtoista suunnitelmaa, jos ei sopimusta synny, jos ei ainakaan tässä aikataulussa, kun ajatellaan vaalikampanjoita on tulossa. Onko meillä mahdollisuuksia tätä hylätäkään? Sitten äh, Starbatti, olkaa hyvä. Kiitos. merkosur sopimus on todella tervetullut. Tunnemme näiden äh, sopimusten äh, historian taustan. Ja nyt on sellainen vaihe, jossa menestys on lähellä ja aikakin on suosiollinen. Amerikkalaiset ovat tehneet tilaa ja mm, meille tätä tilaa nyt löytyisi. Viimeksi Malmströmiä kuultuamme tuli sellainen vaikutelma, että sopimus oli jo taskussa. Ja niin kuin Salafranka, minäkin nyt kysy, kysyisin, että mistä nyt vielä kenkä puristaa? Koska Rovakalinan äh, kertomus oli toki hyvin myönteinen, mutta osoittaa, että neuvottelut eivät suinkaan vielä ole tulleet päätökseensä. Ja Rouva Galina jätti tärkeän seikan ainakin äh, eteläamerikkalaisille keskeisen asian, nimittäin maatalouden puheenvuoronsa ulkopuolelle. Mikäs on maatalouden edistysneuvotteluissa? Kiitos. Kiitoksia. Sitten Dita Sarantsova. Kiitos puheenjohtaja. Kuulin, mitä edelliset puhujat jo sanovat. Yleisesti ottaen haluaisin todellakin kannustaa komissioita käyttämään tilaisuutta hyväkseen – Olemme puhuneet neuvottelusta jo ikuisia aikoja, ja uskon, että nyt on oikea hetki. Aina poliittinen ikkuna, joka on tällä hetkellä auki. Komissio on tietoinen Euroopan unionin puolustusintresseistä, defensiivisestä ja offensiivisesta intresseistä. Toivon mukaan prosessia voidaan nopeuttaa. Emme ole ainoita, jotka pyrkivät sopimuksen tuonollien kanssa. Rova Galina puhui tärkeimmistä kipupisteistään, kun peräsäännöt ovat yksi esimerkki. Voitteko kertoa hieman enemmän siitä, missä tällä hetkellä mennään näiden suhteen? Hyvin paljon on kuultu huhuja. Voisitteko hieman täsmentää? Lisäksi me kaikki tietystikin toivomme, että seuraavalla kerralla voidaan avata champagnepulloja, juhlia, hyvää tulosta Mikäli näin ei käy, olisi kenties hyödyllistä, mikäli meillä olisi ylimääräinen valvontaryhmän kokous, johon voitaisiin kutsua paikalle sekä kauppapääosaston että maatalouspääosaston edustajia, kuten kollega Salafranco ehdotti. Yleisesti vielä asia, josta puhuttiin, olisi hyödyllistä, mikäli kenties myöhemmin olisi täsmäisempiä tutkimuksia EUn herkistä sektoreista, ei pelkästään yksittäisten kauppasopimusten suhteen, vaan ylipäänsä kun on kyse maailmallisesta kaupasta ja siitä, kuinka sopimukset saattavat vaikuttaa niihin herkkiin sektoreihin. Hieman konkreettisempaa tässäkin suhteessa toivomme komission suunnalta. Kiitokset Helmut Scholz. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan äh, kiittää Sandra Galinaa tämänhetkisestä neuvottelu tilanteesta ja varmaan äh, kaikki olemme yhtä mieltä siitä, että laatu on tärkeämpi kuin äh, kulunut aika tai käytetty aikaisemminkin, kun sopimuksella on merkittäviä vaikutuksia ihmisten arkeen. Te viittasitte tähän kestävyyslukuun tai siihen äh, siinä mielessä, mitä tähän asti on aikaan saatu. Voiko komissio vakuuttaa, että että glyfosaattia ei käytetä niillä pinta-aloilla, joilla kasvaa vientituotteita, jotka tulevat sitten Euroopan unioniin. Me olemme sitoutuneet luopumaan glyfosaatin käytöstä viidessä vuodessa ja jäsenvaltioissa Euroopan unionissa on käyty varsin ristiriitaista keskustelua ja nyt meidän täytyykin sitten kysyä, että mitä, miten toimitaan latinalaisen Amerikan maissa, eli eri maatalousalalla, plantaaseilla ja niin edelleen ja miten huolehditaan siitä, että myös alkuperäiskansat ja alkuperäisväestöihin kuuluvat voivat harjoittaa myös perinteistä maataloutta. Sitten vielä sääntely rahoitusalalla kysyisin, että miten tullaan estämään se, että veropakko, rahanpesu ja niin edelleen ovat mahdollisia. Eli miten todella huolehditaan siitä, että maissa, joissa valitettavasti, niin kuin Paramo-paperista hyvin tiedämme, tämä äh, on todellisuutta, asiat saadaan käsiteltyä niin, että me emme kauppasopimuksen äh, kautta mahdollista veropakoilua. Kiitoksia. No täytyy tosiaan toivoa, että tässä onnistumme. Sitten Anmari Minör. Ehm, Kiitos puheenjohtaja. Kertomuksessa edellisen neuvottelukierroksen jälkeen lukee, että sopimus kestävästä kehityksestä on miltei saatu. Voiko komissio kertoa, mitkä asiat ovat vielä avoina? Ja voitteko kertoa hieman enemmän myöskin kunnianhimon tasosta tässä suhteessa? Mukana on lauseke, jonka mukaan otetaan yhteisiä sitoumuksia liittyy ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun. Japanin sopimuksessa esimerkiksi on näin. Voitaisiinko kestävän kehityksen kappaletta mukaan myöskin Mercosur-sopimukseen? Ja sama kysymys kuin aiemmin, voiko komissio taata sen, että EU-Mercosur-sopimus ei tule lisäämään hiilidioksidipäästöjä ja mikäli voidaanko sen avulla päästä hiilidioksidipäästöjä vastaan, voiko komissio ympäristön suojelu ja ilmastonmuutoksen vastaista taistelua edistäsomiston kautta ja voidaanko investointi sopimuksiin ottaa tämän lausekkeen mukaan. Ja hyvin enemmän kansalaiset pitäisi saada mukaan, enemmän avoimuutta pitäisi saada neuvotteluihin mukaan, nämä vielä vaatimukset mukaan. No, Kiene. Kiitos. Kuten tiedämme, neuvottelut tässä kauppasopimuksessa ovat lähes kaksi vuosikymmentä kyllä olet esillä. Totta kai on hyvä, että eteenpäin on päästy, mutta edelleen on syytä miettiä tilannetta. Me tiedämme, mikä Euroopan erotus on lokakuulta, niin että etanoli myöskin naudanlihan kohdalla. Ja Mercosur jäsenelle se ei kelvannut. Ja totta kai se aiheutti myllerrystä jäsenvaltioissa ja komissio joutui vetämään pois tarjouksensa. Mercosur haluaisi totta kai rinnakaslääkeet pikkuhiljaa poistaa, jotta pääsisi sinne paremmin. Mutta Kallina, korjatkaa minut, mutta tässä on paljon avoimia kysymyksiä. Markkinoille pääsy, maataloustuotteille, Esimerkiksi monet maitotuotteet esimerkiksi ja totta kai jo vaikeuksia maantieteellisissä merkinnöissä, alkuperämerkinnöissä ja myös esimerkiksi meripalveluissa. Kuitenkin EU tietää, että joudutaan tarjota näille kumppaneille parempi markkinoille pääsy, jos sopimus saataisiin. Kysyisinkin, oletteko toiveikas siltä osin, että neuvottelut saatetaan tänä vuonna päätökseen – ehkä ensimmäisellä puoliskolla. Mr. Ruas. Edustaja Ruas. Sr. Presidente, e falo enquanto membro desta comissão, mas também enquanto presidente da delegação da... Kiitos puheenjohtaja. Olen EU-Brasilia valtuuskunnan puheenjohtaja ja haluaisin esittää tällaisen yleisluontoisemman kommentin siitä, että tämä sopimus osoittaa, että meillä on yhteisiä arvoja, identiteetti, joka perustuu perusarvoihin ja oikeusvaltioon. Ja tämän todettua niin esittäisin kysymykseni. Viime neuvottelukierroksella eh, poliittiset olosuhteet alueilla. Kysyisin niistä, että onko, avoin, onko mahdollisuutta saada aikaan edistystä aloilla, jotka ovat niitä hankalia aloja, jotka kaikki hyvin tunnemme niin, että saataisiin aikaan mitä pikimmin lopputulos ja sopimus. Kiitoksia. Danke, Herr Vorsitzender. kiitos puheenjohtaja. Chilessä vaadittiin todella lisää, sille sopimuksen suhteen lisää läpinäkyvyyttä, myös ehkä Mercosur-sopimuksen. Investointisuojasta en ole kuullut mitään. Neuvotellaanko siitä edes? Ja jos neuvotellaan, niin mikä on sitten ja e CS-tilanne? Ja jos on edistystä, niin voidaanko sanoa, että tämä olisi tällainen SETA plus-mallinen sopimus? Ja tiedän, että on uudelleenarviointilauseke, mutta mitä esimerkiksi merkosuunnittelijat sanovat mahdollisesti sanktioista ja onko EU-työ normit ratifioitu ja sitten korruptio, onko tätä otettu huomioon ja myös kansalaisyhteiskunnan huomioon ottaminen, käydäänkö tästä jatkuvaa vuoropuhelua kanssa vuoropuhelua. Australia ja Uusi-Seelanti sopimuksessa jätettiin arkaluontoiset eurooppalaiset alat ulkopuolelle. Onko mercosur tässä vastaava? Thank you. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Kovasti kiitoksia Rova Gallinalle erinomaisesta työstä, jota hän tekee, ja todellakin esittelijälle ja varjoille. Minä uskon, että on jälleen kerran syytä korostaa tätä strategista merkitystä, joka on tällä EUlla ja latinalaisen Amerikalle, että saadaan hyvä sopimus aikaan molempien kannalta. Mutta minuakin huoletta aikataulu. Ehkä olisi todella tarpeen, aivan välttämätöntä, että saadaan hyvä sopimus aikaan ja vielä ennen kuin vaalikampanja käynnistyy Brasiliassa. Minua huolettaa myös se, Rova Galina, kun ajatellaan näitä kaikkia tekijöitä, jotka ovat vielä avoimina, miten on mahdollista, oliko mahdollista saada joulukuussa se, mikä siellä oikein esti, jos oltiin niin lähellä maalia, tuliko takapakkia, koska siellä on kuitenkin aika paljon avoimia kysymyksiä jäljellä. Minä kysyisin ihan konkreettisesti, miten voidaan taata Brasiliassa kasvinsuojelukysymykset ja terveys, valvonta maataloustuotteissa varsinkin, jotka ovat peräisin Brasiliasta. Ja sitten toiseksi, entäpä sitten instituuttirakenteet, josta kansalaisyhteiskunta voisi osallistua tähän lopuksi vielä avoimuudesta. 97 aloitettiin neuvottelut ja valtuudet eivät ole vieläkään julkisia. Ei sitä voida hyväksyä, se on tuomittavaa, se on häpeää. Minä uskon, että ei päivääkään saa kulua enää että niitä julkaista. Ja sitä paitsi, kun tiedät, kuinka paljon tässä aikaa on kulunut valtuuksen antamisesti, niin tähän mennessä, kuinka paljon on edistystä saavutettu kamppapolitiikassa, jotta voidaan ennen kaikkea tavoitteita ja sisältöä parantaa, niin kyllä valtuudet taitavat olla aika lyhyet. Siksi on välttämätöntä. Ehkä tarvitaan tarvitaan tarkistuslausekeko Muuten se on ihan mahdotonta, että päästään tavoitteeseen tässä sopimuksessa ja ajatellen tätä valtuutusta, joka aikanaan annettiin. The members and I... Kiitokset, näin olemme kuulleet jäsenten puheen vuorot ja nyt otan tervetulleeksi äh, Merkosur-suhteista vastaavan äh, edustajamme herra Asisin, joka tulee AFET-valiokunnasta. Olkaa hyvä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 Erinäisiä kysymyksiä on herännyt. Ja on aivan totta. Hyvin mielenkiintoisia tietoja on saatu teiltä, mutta vaikuttaa siltä, että vielä tilanne ei ole sellainen, että nopeasti sopimus saataisiin aikaan. Hyvin monet kysymykset ovat vielä avoinna. Minä katson, että ajatus siitä, että nyt on todellakin historian ajankohta, on paikkansa pitänyt niin täytyy ottaa ratkaisua askel. Sopimuksen aikaansaaminen on erittäin tärkeää EUnkin kannalta. Ja tämä vastaa sitä, mitä aiemmin on nähty. Nyt on nähty, että EU, ole e tämä sopimuksen merkitys on kasvanut ja Merkosuudelle vähentynyt. Nyt on erittäin tärkeästä, kun tässä kyse. Tilanne on erittäin mielenkiintoinen. Kysymys kuuluu, haluammeko tämän sopimuksen vai emmekö halua? Ei pidä pelkästään tuijottaa kauppakysymyksiä ja talouskysymyksiä, vaan täytyy ottaa huomioon myöskin poliittinen puoli. Kyse on kehityksestä esimerkiksi, mutta myöskin kaupallisesta sopimuksesta on kyse, mutta ennen muuta on poliittisia syitä ja strategisia syitä, erittäin merkittäviä sellaisia tämän kaiken taustan. Siksi EU täytyy panostaa siihen, että neuvottelukierros saadaan käytyä loppuun ja sitten saadaan sopimusaikaa Merkosumaiden kanssa. Ja kun Merkosurista on kyse, nyt on puhuttu siitä, että nyt on enemmän protektionismia kenties ilmoilla, ja tämä on vastoin ajatusta tämän sopimuksen aikaisemmista. Tämä on merkitsee vastatuulta sopimuksen suhteen, ja vähemmän myönteisempää kehitystä koko maailmalla on nähty. Muut, oletko kaikki muut maat samaa mieltä siitä, että Merkonon kanssa käteinen sopimus miten muut tähän suhtautuvat. Uskon, että nyt on erittäin suuri virhe kyseessä, mikäli nyt annamme muiden alueiden tässä maailmassa vaikuttaa asiaan. Meillä on hyvin vähän aikaa enää jäljellä. Nyt täytyy toimia nopeasti työstäkin Brasiliaan. Brasiliassa on tulossa vaalit ja, ja kun katsomme omaa aikatauluamme, ei meillä ole paljon enää aikaa hukattavissa ennen kuin sopimus täytyy saada aikaan ja konkretisoida. Mikäli me teet tätä nyt, niin saattaa olla, että tulevina vuosina sopimuksen saaminen tulee olemaan erittäin vaikea. Erittäin erittäin vaikea. Sitten Rova Galinan lausumasta toteaisin, että on erittäin tärkeää, että pidämme juuri tästä ajatuksesta – Kyse on meistä eurooppalaisista. Meidän täytyy ottaa ratkaiseva askel, askel tehdä työmme. Tämä on erittäin tärkeää. Mikä vuonna 2018 näin tärkeä sopimusta ei saada aikaan, siinä mielessä niin uskon, että silloin olemme tehneet suuren virheen. Ja tämä on suorastaan naurettavaa. Temitsemme nauronhaiseksi. Meidän täytyy selkeästi ja konkreettisesti taistaa sen puolesta sopimus neuvottelut saadaan päätökseen. Uh, Filman, you want to... Kiitokset suurlähettiläs. Filman, haluatteko käyttää puheenvuoron? Muutama minuutti. Olkaapa hyvä. Kiitoksia. Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensin haluan todeta, että meille Merkko Surin edustajille on todellinen etuoikeus saada puhua tässä valiokunnassa. Ja henkilökohtaisesti voin sanoa, että tämä keskustelu, jota nyt äh, tässä olen saanut seurata, äh, oli mielestäni aivan erinomainen keskustelu. Oli hienoa kuulla äh, neuvottelijaa Rova Galinaa, hänen innostunutta esitystään ja myös Euroopan parlamentin edustajien puheenvuoroja. Minä todella ihailen teitä teidän asiantuntemustanne ja sitoutumistanne tähän työhön. Ja se, että pidätte sopimusta niin tärkeänä todella ilahduttaa meitä. Ja tämä sopimus tulee olemaan tärkeä paitsi alueillemme myös kaikille niille maille, jotka uskovat monen välisiin, väliseen kauppajärjestelmään, joka perustuu sääntöihin ja Mercosur Euroopan unioni toivottavasti saavat aikaan hyvän lopputuloksen, eli tasapainoisen sopimuksen ja samalla eh, kuitenkin kunnianhimoisen sopimuksen niin, että eh, tuotanto ää, eh, mm, voimamme saavat mahdollisuuden kehittyä ja kasvaa toinen toisistaan hyötyen. Tällainen sopimus äh, ilman äh, maataloutta, myös maataloustuonti Euroopan unionin ei ole mahdollinen. Paraguaille 25 prosenttia vuosittaisesta PKTstä tulee maataloudesta ja 85 eh, prosenttia viennistämme on maataloutta. Tämä on siis eh, eh, valtavan tärkeää myös työ, työllisyydelle maassamme. Ja tämä sopimus tietenkin tuo mukanaan erityisen haasteen, nimittäin kyse on maailman suurimmista ryhmittymistä ja näin nyt sitten Mercosur voi päästä osaksi globaalistunutta taloutta ja tämä EU-sopimus uskoaksemme voi tarjota todella aitoa hyötyä kansalaisille niin täällä kuin Mercosurissakin. Tämä voi myös vahvistaa kasvua, työllisyyttä tilannetta ja päästää meidät Merkosurissa laman kourista. Buenos Airesin korkean tason kokous, johon täälläkin on viitattu, niin merkosur osoitti olevansa hyvin päättäväinen ja, ja todella meni aina mahdollisuuksien rajoille asti kompromisseissaan. Ja sitten äh, seuraava ministerikokous on täällä Brysselissä ja toivomme Merkosurin puolelta, että Euroopan unioni äh, osoittaa siellä sitoumuksensa äh, pyrkiä tällaiseen erittäin tasapainoiseen kaikkien hyödyttävään sopimukseen. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia teille. No niin, Sandra, nyt on sinun vuorosi. Ole hyvä. Oleko toiveikas, että saada loppuun? loppuvuoteen mennessä hoidettua. No tammikuu, eli pitkä vuosi edessä voidaan ainakin sanoa, mutta kuulkaa toiveikkuutta voidaan vahvistaa järjellä. Me olemme nyt oikeastaan puristamaan nämä asiat yhteen poteroon ja sitten käydään kädenvääntöä. Kiitos kaunista sanoista minulle, mutta totta kai sen jaan koko tiimin kanssa ja todellakin se on iso tiimi Meillä on moni tässä mukana. Kiitos siis myös heillekin julkisesti. No niin, on kyllä sanottava. Niin, aloittaisin tällä syyttämisellä. Ei se oikeastaan auta yhtään ketään, jos tässä osoitetaan syyttävää sormia. En siihen vastaakaan, koska se on väärä lähestymistapa neuvotteluissa. Me kaikki yritämme pääsemään lopputulokseen sinä tai minä olet syypää, niin se ei nyt ole oikein siinä hengessä käyty neuvotella Merkosuuden kanssa, koska henkilökohtaisetkin suhteet ovat erittäin hyvät. Ei siitä ole kyse. Käy läpi vähän yksityiskohtaisemminkin vastauksia, koska ne tarvitaan, mutta kuitenkin lopuksi jotain sanoa myös poliittisesta merkityksestä, joka tällä on. Ja vastakaikuukin täältä tuntui löytyvän. Ja julkiset hankinnat. Meillä on kansallinen kohtelu mukana, mielestäni se oli erittäin tärkeää. Me odottelemme vielä selkeää tarjousta, joka meille kelpaisi. Nimittäin merkkosurkumppanit, kun julkisista hankinnoista keskenään neuvottelivat, heidän piti tavallaan myös miettiä omaa tarjoumustaan. Liitto, valtiotasolla ei ole rakennustoiminta vielä mukana ja sitten liittyen myös eri laitoksiin, julkiset laitokset muun muassa, jotka haluavat säilyttää. Sitten liittovaltiota alemmalla tasolla täytyy viettiä, kuinka paljon siinä rahaliikkeellä. Sitten maantieteelliset merkinnät. Mielestäni ryhmä on kyllä saanut aika lailla siinä. Haluamme mahdollisimman suurimman tason suojaa TRIPS plussaa, oikeastaan enemmänkin. Ja totta kai tietenkin täytyy, mikä tässä on ongelmana, no se, että kun moni Euroopassa sinne lähti, niin sieltä löytyy niitä samoja nimiä, meidän nimiämme. Ei ole kyse Japanista, kun sieltä ei sitä löydy, tai Kanada, vaan siellä on myös merkkejä ja maantieteellisiä merkintöjä, jotka ovat tuttuja. Se on ongelma. Et niihin täytyy löytää ratkaisu, jos kiistaa on. Ja totta kai tämä täytyy ensin hoitaa loppuun, että se voidaan määritellä kunnolla, mutta en minä usko, että siinä se vakavampaa tulee vastaan, koska hyvä tahtoa kyllä löytyy ratkaista se. Kengät tai muut asiat, joita ei ole mukana. Minä korostaisin, että joidenkin tuotteiden vapauttaminen EU-tarjouksessa, niin sieltä voi lukea, että se perustuu vastavuoroisuuteen. Ei siellä nahkakenkiä vapauteta täällä, jos ei sielläkään. Sitä paitsi ei se kauhean vaikeakaan ole heillä, koska vientivolyymi Merkurin suuntaan on nolla jotain, että pannaan sinne jotain mukaan, jos jotain puuttuu. Jos ei Merkurin suurin ole pääsyä, niin se kaikki täytyy perustua vastavuoroisuuteen kaikissa arkaluontoisissa ah, tavaroissaan me olemme vielä, olemmeko tässä vielä taistelun tuoksunassa vai loppumetrinä, en osaa siitä sanoa, enkä halua puhua mistään B-suunnitelmasta, kun sellainenkin täällä heitettiin ilmaan, onko mitään B-suunnitelma, ei ole mitään exit-strategiaa, no ei sellaista ole. Tämä täytyy hoitaa loppuun ja nyt, koska muuten mahdollisuus katoaa. No, mihin nyt pitäisi oikein paneutua? autoihin ja auton osiin. eu usein ei vielä ole tyytyväisiä niihin pyyntöihin, jotka liittyvät autoihin ja auton osiin. Vastausta kaivataan ja varmasti kyllä tulee Merkosurilta. Se on kuitenkin ydinosa sopimusta meidän mielestämme. Se koskee yhtä lailla maantieteellisiä merkintöjä, kuten totesinkin. Siitä muuten sanoisinkin, että osa tätä ydinsopimusta – ovat myös maitotuotteet. Tehän tiedätte, että tämä yksi prosentti, joka joulukuussa esitettiin, ei sisältänyt maitotuotteita silloinkaan. Se liittyy vähän naudanlihaan ikään kuin vastapuolena. No sitten nämä muut asiat, jotka liittyvät riitojen ratkaisua tai tuomioistuinta, se on hankala, hankala kysymys. Ajatellaan, ilmastonmuutos on mainittu täällä, kestävä kehitys todellakin on saanut hyvä vastaanoton. No sitten veronkierto, rahanpesu, niin näitä maitahan ei ole tällä kuuluisella mustalla listalla. Ja yhtä lailla meillä on myös veronhallintokysymyksiä sopimuksessa mukana. No entä sitten, että olisi vielä selkeä käsitys avoimista kysymyksistä. Minä nyt sanoisin, että nyt ollaan siinä vaiheessa, että tarvitaan jo poliittista sitoutumista. Tämä onkin viimeinen sana minulta täällä. Minä olen kuunnellut teitä tarkkaan ja hauska huomata, että aika lailla on poliittista hyväksyntää sopimukselle. Se on kovin tärkeää neuvottelijalle, että mielenkiintoa löytyy ja myös enemmänkin kuin vain pelkästään kaupankäynnin kannalta. Teille minä kyllä sanoisin, että pitää paikkaansa, kuten täällä joku totesi oikeastaan. Kenelläkään ei ole hyviä vastauksia, jos sanotaan, että tätä nyt hoidettu satamaan. Koska Euroopalle on aika hankala aika naudanlihassa. Kumppanit tietävät tarkalleen, että Brexit on käynnissä. Iranin naudanlihat kärsii siitä. Eikä nyt ehkä ole ihan parhaita aikoja tällaisia sopimuksia laatia, mutta aina asioilla on tapana järjestyä. On monenlaisia keinoja saada tästä hyvä sopimus. Ja sitten vielä terveys- ja kasvinsuojelukysymyksen. No ensinnäkin investoinnit, niitä ei ole, älkää kysyykö minulle enää siitä, kun ei siellä investointilukua tulee, No sitten terveys- ja kasvisuojelutoimet. Korostan, että se on suuremmoinen luku, jossa on vastavuoroisuutta, sellainen luku, josta kyllä olen oleva ylpeä. Ja kun ajattelen, että ei ole kestävää sitä saada, maataloudessa on hankala sitä sopia, mutta nyt se on oikeassa paikassaan, niin että siellä olisi kaikki, mitä on penätty täälläkin vuosien saatossa tai mitä muut ovat penänneet. Poliittinen realiteetti on hyvin tärkeä. Tässä minä vetoaisin. Minä olen pelkkä teknokraatti, minä teen kaikkeni. Venyyn pitkälle, että kumppaneiden kanssa saadaan lähes poliittinen sopimus. Kovin pitkälle ei tässä olla päästy kaikessa, koska meillä on kyllä hyviä kumppaneita vastapuolella, kun on sellainen teksti, jossa on päästy eteenpäin. Mutta nyt sitten, jos ajatellaan markkinoille pääsyä, niin siinä tarvitaan jo poliittista pontta molemmin puolin, sanoisin. Koska markit, markkinoille pääsykysymys avoimena, todellakin liittyen autoihin, se on tosi turhauttavaa. Ja se edellyttää nyt poliittista valintaa Mercosurilta ja meiltäkin. Tässä tarvitaan nyt markkinoille pääsykysymyksessä poliittista liikkehdintää. Todellakin tarvitsen tässä poliittista tukea, jos tämä halutaan hoitaa. Sitten tehdään poliittinen päätös puolestaan siitä, miksi emme halua tätä sopimusta. Geopoliittisesti se on kauhean tärkeä sopimus minusta, mutta minä nyt olen teknokraatti. Poliittisia vastauksia minulla ei ole, kuten teillä. But influence as well. Vaikutusvaltaa toki. Edustaja Salafranka vielä esittelijä. Kiitoksia. Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensin haluan kiittää valiokunnan jäseniä osallistumisesta ja ajatuksista liittyen neuvottelutilanteeseen. Mielestäni keskustelu heijasteli erinomaisen hyvin sitä strategista merkitystä, jonka Euroopan parlamentti antaa Mercosur-sopimukselle. Ja kaikella kunnioituksella puheenjohtaja ensimmäisessä puheenvuorossani jo puhuin sitä, että Rouva Galina tekee työnsä todella tehokkaasti ja eh, jos onko sitten Euroopan parlamentin painopisteet ovat oikeita tai vääriä, ei ehkä ole komission asia sanoa, eh, mutta laitetaan tämä nyt sulkeisiin ja unohdetaan koko juttu. Parlamenttihan valvoo komissiota aika päinvastoin. Joka tapauksessa, eh, eh, kun puhutaan tavoitteista, ne tavoitteet, joihin on päästy hyvä. Minä esitin kolme kysymystä puheenjohtajaa, en saanut vastausta yhteenkään. Kysyin ministeri kierro sopimuksesta, että oliko se mitä tulee Euroopan unionin maataloustuotteisiin, mm, jalostettuihin tuotteisiin, niiden pääsyyn Mercosur-markkinoille. Kysyn samoin siitä, oliko Euroopan unionin unioni sitoutunut kirjallisesti parantamaan tarjoustaan. Olen itse nähnyt tämän kyllä ja tietenkin sitten osa Mercosur-maista on pyrkinyt todella vastaamaan huolenaiheisiimme. Ja varmasti kaikki tässä valiokunnassa yhdessä katsovat, että aika on kyllä hyvin ratkaiseva tekijä tässä kokonaisuudessa. Hetki sitten komission jäsen Malmström selitti meille aikataulun, mikä on Japanin sopimuksen aikataulu meidän äh, menettelymme äh, vievät aikansa ja kaikki tietävät, että jos tätä sopimusta ei äh, saada aikaan mitä pikimmin, niin sen täytäntöönpano kyllä siirtyy sitten jonnekin hamaan tulevaisuuteen. Mutta tämä on nyt tilanne tällä hetkellä. Kiitos oikein paljon keskustelusta. Kiitos teille. Ja tosiaan kaikki varmasti tuntevat vastuun painostaa kansallisia hallituksiakin. Jotkut jäsenvaltiot ehkä hidastavat prosessia. Ja kirjoitimme komissiolle kirjeen pari kuukautta sitten. Ehkäpä meidän tulisi toistaa tuo harjoitus osoittaaksemme, että Euroopan parlamentti on todella – sitoutunut saattamaan tämän sopimuksen valmiiksi ja että oikea hetki on nyt. Ja asia tulisi pyrkiä saamaan kuntoon. Kiitos oikein paljon tästä keskustelusta ja kiitokset suurlähettiläs siitä, että tulitte vieraksemme. Nyt siirrytään sitten seuraavaan kohtaan esityslistalla, nimittäin 25. Tässä kyse on seurantaryhmä toimiemme seurantaryhmiemme toiminnasta Inta viime kokouksen jälkeen. Tietyt seurantaryhmät äh, ovat kokoontuneet yksi äh, Chilestä. Äh, suurlähettilään kanssa puhuin Chile-neuvotteluista. Ei oikeastaan mitään uutta ihmeellistä sitten Japani. Me Tapasimme Mauro Petricionen, äh, pääneuvottelijan ja keskustelimme Japanista täällä valiokunnassakin. Sitten Etelä-Aasia. Inta seurantaryhmä äh, tapasi Pakistanin parlamentin ystäväryhmän. Äh, tapaan heitä huomenna. Ei mitään sen kummempaa. Kiina Kiina-seurantaryhmä keskusteli investointisopimusmahdollisuuksista sekä näistä maantieteellisistä merkinnöistä. Eikä mitään sen kummoisempaa. Kanada ryhmä tapaa 24. tammikuuta Kanadan suurlähettilään ja Garcia Peseron, joka on johtaja, joka vastaa suhteesta Yhdysvaltoihin ja Kanadaan. Nythän kyse on SETAn täytäntöönpanosta. Ja Ima haluaa sanoa sana sen hetken kuluttua. Ja Marokko seurantaryhmä tapaa myös 24. tammikuuta ja keskustelee myös sitten tilanteesta, mikä liittyy tuotteisiin, jotka tulevat täällä sisaarasta. Ima Chiilestä. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Ihan vain kertoisin sen verran, että meillä oli seurantaryhmän kokous sen jälkeen, kun neuvottelukierros käynnistettiin. Vasta oli ensimmäinen kokous ja mietittiin aikataulua jatkossa, mitä tavoitteita on Euroopan parlamentissa, kun tiedetään, että me hyväksyimme jo päätöslauselman syyskuussa. Minä uskon, että tässä on nyt hyvät edellytykset päästä eteenpäin kohti hyvää sopimusta ja sitten siitä eteenpäin. Tällä viikolla todellakin toinen neuvottelukierros on tulossa ja päästään enemmän sitten itse sisältöön ja täytyy ehkä tuoda esille se, että molemmin puolin on hyvää tahtoa. Ja totta kai siellä on näkökohtia, joissa täytyy lähentää kantoja, muun muassa ja riitojen ratkaisu, tuomioistuin investoinnissa ja myös se, että voidaan huomioida meidän tavoitteemme mekanismi, joka perustuu seuraamuksiin kestävässä kehityksessä ja sitten vuoropuhelu kansalaisyhteiskunnan kanssa. Ja vielä totesin sen verran ja tunnustaa se, että on jo julkaistu neuvoston neuvotteluvaltuus kaksi kuukautta hyväksymisen jälkeen, mutta Merkosurin kanssa on 20 vuotta kulunut. This was concludes the report. Kiitos. Näin olemme käsitelleet seurantaryhmien toiminnan ja siirrymme äh, kohtaan 26 vuosittainen kertomus EIPn rahoitustoiminnan valvonnasta 2016 valmistelijamme eh, Sander Luunis ei ole paikalla, mutta edustaja Starbatti korvaa hänet. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Haluan eh, pyytää anteeksi kollegani puolesta. Hän sai esteen ihan viime hetkellä ja pyysi minua sitten puhumaan puolestaan ihan viime hetkellä. Minäpä luen nyt hänen tekstinsä. Pidän oikein hyvänä sitä, että Inta-valiokunta antaa lausunnon ja voi antaa lausunnon EIPn investointipankin vuosikertomukseen. EIP vastaa pitkäaikaista rahoituksesta ja kestävien pitkäaikaisten rahoitus- tai investointihankkeiden rahoittamisesta, innovaatioiden tukemisesta tätä kautta. Ja vaikka yli 90 prosenttia EIPn toiminnasta tapahtuu Euroopassa, eh, investointipankki toimii myös Euroopan unionin rajojen ulkopuolella 10 prosenttia. Sen toiminnasta tapahtuu ulkoisen rahoitusmandaatin pohjalta ja näin ollen se on merkittävä rahoittaja myös muissa maailmankolkissa. Mietinnössä näin ollen korostan sitä, että täytyy kertoa entistä enemmän näistä toimista EUn ulkopuolella. Kyse on EUn rahoitustoimijasta ja Euroopan unionin ulkopuolella. Näin ollen pankki ihan suoranaisesti vaikuttaa EU-ulkopolitiikan täytäntöön panoon. Näin ollen sen täytyy kaikissa toimissaan kunnioittaa EUn ulkoisen toiminnan suuntaviivoja. EIPn toiminta, joka liittyy PK-yrityksiin, nousee myös kertomuksessa esiin. Tehokkaampi rahoitus on yksi merkittävimpiä haasteita ja myös pullonkauloja näille yrityksille. EIPn täytyy jatkossakin ponnistella näiden esteiden tunnistamiseksi ja poistamiseksi aktiivisen politiikan keinoin ja kauppahelpotustuksia ajamalla. EIP-rahoituksen tulisi helpottaa PK-yritysten markkinoille pääsyä ja antaa näin panos globaaleihin ketjuihin globaalin kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Kansainvälistymisen puitteissa rohkaisen myös äh, tukemaan ulkomaisia suoria investointeja PK-yrityksiin, jotka haluaisivat äh, investoida vaikkapa Aasiassa. Viimeinen seikka on rooli, joka EIPllä voi olla äh, maahan muuton syiden kitkemisessä viime vuonnahan äh, rajat tulivat äh, rajatoiminnassamme ja rajoillamme vastaan ja paine tulee rajoillamme olemaan kovaa myös jatkossa muun muassa demografisen tai väestökehityksen ja kansainvälisten konfliktien vuoksi. Siksi Euroopan unionin edun mukaista on tehdä yhteistyötä kumppanimaidensa kanssa niin, että että kestävää kasvua voidaan saada aikaan myös näissä maissa. EIPn rooli voisi vahvistua tällä alalla niin, että se tarjoaisi varoja, mutta ennen kaikkea asiantuntemusta kumppanimaiden yritysten käyttöön ja myös auttaisi sijoittajia, jotta kauppa- ja sijoitusmahdollisuuksia voitaisiin selvittää. Tässä nämä seikat, jotka minä Sander Lones halusin nostaa esiin. Ja uskon, että yhteistyövaliokunnassa tulee olemaan aivan mainiota ja odotan tarkistuksia tähän lausuntoluonnokseen. Näin sanoi Sander Lones. Kiitoksia edustaja Starbatti. Nyt äh, ensin varjoesittelijä TPP Ramona Nikol Mandesku, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin kiittäisin kovasti valmistelija hänen tekemästään työstä. Valmistelijan esittelemä teksti on hyvä pohja, niin että voidaan EUn investointia ulkomaille lisätä, varsinkin että PK saadaan toimitusketjuihin mukaan. Esimerkiksi kaupan helpottamisväline on hyvä tässä. Todellakin PK-yritykset ovat selkärankana taloudessamme ja on hyvä, että neillä on voidaan maahanmuuton perimmäiset syyt. Ja totta kai humanitaarinen apu on tässä tärkeässä asema niin, että voidaan antaa kannustimia talouskasvulle ja kehittää perusrakenteita. Minä olen sitä mieltä, että täytyy kiinnittää seuraavien aiheisiin huomiota. Minä olen tehnyt tarkistuksenkin näiltä osin. Ensinnäkin parempi rahoitustarjonta PK-yrityksille ei pitäisi tätä tukea myös kaupan helpottamistoimiin, kuten valmistelijakin tässä mainitsi. On todellakin tarvetta soveltaa EIPn toimintaa kestävän kehityksen tavoitteeseen YKssa ja niin, että ollaan johdonmukaisia ulkopolitiikassamme myös tässä. Olen myös täysin samaa mieltä sen tarpeen kanssa, että pk-yrityksiä täytyy tukea, kuten sijoittajia, varsinkin Kiinan markkinoilla – yleisesti ottaen uusilla yrityksillä täytyy olla, EUn yrityksillä pitää olla parempi näkyvyys äh, myös EIPn e tuella ulkomailla jo. Kun ajatellaan nykyaikaisia haasteita maahanmuutto mukaan lukien, niin ei pelaa strateginen rooli puutuaksemme perimmäisiin syihin maahanmuuttossa, kuten valmistelijakin mainitsi. EIPn pitäisi myös miettiä uusia kauppastrategioita, varsinkin jos ajatellaan nykyisiä kauppasopimuksia, mutta myös tulevia kauppasopimuksia, jotta voidaan elinkeinoelämää tukea. Anna etusijalle ne maat, joissa on kauppasopimuksia. Näin voidaan tukea EUn investointeja. Varmasti voidaan harjoittaa hyvää yhteistyötä valmistelijan kanssa. Voimme yhdessä saada aikaan hyvän lausunnon näissä asioissa. Kiitos. Thanks a lot and um, for the... Suuret kiitokset sitten Alde Patricia Lalonde. Sorry. Bon, notre, notre commission est amenée... Valiokuntamme Eli harjoittaa parlamentista valvontaa sen, kun on EPn ulkoisista toimista, jolla on astunut 2016. se ensinnäkin todeta, että kiitän EPtä sen tekemästä työstä ja myös niistä hankkeista, joita se on harjoittanut 4,8 miljardilla eurolla EUn ulkopuolella, 7,8 kasvua edellisestä vuodesta 2016 vuonna. Prioriteettina pankissa oli muun muassa taisto ilmastonmuutosta vastaan ja maahanmuuton syitä vastaan. Ympäristön suojelu ja taistelu ilmastonmuutosta vastaan ovat kaksi tärkeää haastetta kansainvälisen yhteisön piirissä, ja maahanmuutto, joka kohdistuu Eurooppaan, ei ole koskaan ollut niin merkittävää kuin nyt sitten toisen maailmansodan jälkeen. Nämä kaksi toimintalinjaa ovat erittäin arvokkaita. Mitä kaikkea tämän liittyy? me katsoo minun nähdäkseni oikeaan suuntaan. Ryhmäni varjoesittelijänä ALDE-ryhmässä haluaisin vielä täydentää seuraavilla elementeillä. Ehdottaisin tarkistuksia, joilla hieman lisätään tekstiin se, seikkoja. Ensinnäkin katsomme, että eh, pankin toiminta, kansainvälisen toiminnan täytyy vastata kestävän kehityksen ja strategisen kehityksen tavoitteiden yhden mukana muun politiikan juonien tavoitteiden kanssa. Ja eurooppalainen sijoittaja voi täten käyttää hyväkseen tilaisuutta sijoittaakseen ulkomaille muihin maihin. Pankin toiminta Aasiassa esimerkiksi on, ja myöskin asian alueella on ollut merkittävää. se on itäisestä ja eteläisestä naapurustosta, lähinaapurustosta ja myöskin pois Afrikasta. Näitäkin pitää vetää painopistoalueena. Ikävä kyllä AKT-maata ovat saaneet vähemmäisemmän osuuden ulkomaisista hankerahoituksista, vaikka niitä maita on paljon enemmän. Niitä on suuri määrä tämä voitaisiin korjata. Lisäksi vielä katson, että pitäisi yksityistä sektoriakin elvyttää. Tämä on erittäin tärkeä talouden koko rakenteen kannalta ja pk-yrityksiä pitäisi tukea. Joskus hankkeita on vaikea toteuttaa. Hankkeet eivät aina tuo sellaisia tuloksia, mitä voisi odottaa. Tässä suhteessa pitäisi suosia hankkeita, jotka toimivat kunnolla ja pitäisi suosia sitä, että hyviä käytänteitä määritellään ja vaihdetaan keskenään AKT-maista ja kehityksestä toteaisin, että meidän pitäisi arvioida paikallistasolla hankkeiden seuraamuksia ja myöskin seuraamuksia koko yhteisön kannalta. Kotonun sopimus sitoo meitä ja AKT-maita. Se, pitää, se tulee uusittavaksi vuonna 2020. Mekanismi pitäisi saada kuntoon rahoitusta varten. Sitä ei pitäisi muuttaa, koska se vastaa hyvin avunsaajien tarpeisiin. Neljänneksi talouden eh, häiriönsietokyky 2016 vuonna, ja kun otetaan huomioon maahanmuuton seuraamukset tässä suhteessa, tulokset ovat olleet hyviä. EIPn kapasiteetti ottaa riskejä ja ryhtyä tämän tyyppisiin hankkeisiin on asia, pitäisi pohtia ja pitäisi myöskin laajentaa sen soveltamisalaa, sen toimialaa, mikä tarpeellista on. EIPn ja parlamentin välinen keskustelu. Toivottavasti aina intensiivisemmässäkin, jotta voidaan läheisemmin seurata hankkeita parlamentaarisen valvonnan kautta. Pitäisikö luoda työryhmä kenties käsittelemään tätä asiaa? Tässä minun lausuntoni. Kiitoksia sitten Helmut Scholz. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää valmistelija Sander Lonnesia tästä tekstistä, joka nostaa esiin koko joukon merkittäviä seikkoja jotka ovat tärkeitä meille kaikille, mutta ovat ehkä jääneet välillä hiukan muiden asioiden jalkoihin. Mutta taistelu jatkuu ihan oikein tässä heti kappaleessa yksi viitataan EIPn toimintaan ja siihen, että sen tulee kunnioittaa ulkopoliittisia linjauksia. Aivan oikein näin koska tämähän on Lissabonin sopimuksessa määritelty. Sitten täydentäisin tätä ehkä vielä joiltain osin, kun puhutaan kestävästä kehityksestä Agenda 2020, pankkiinvestoinnit tukevat myös kauppainfrastruktuuria. Tällainen tarkoita vain vientituotteita maailmaan, vaan tarkoitan myös infrastruktuuria struktuuria ja kansainvälisiä toimia. Tuen tätä kappaletta viisi. Siis keskustelussa on noussut esiin, että erityisesti alueilla, joissa sijoittamisen riski on korkeampi ja yksityiset sijoittajat ovat varovaisempia, EIP voisi olla kumppani. Lähinnä tarkoitan täällä nyt Afrikkaa. Viimeisten kymmenen vuoden aikana EIPn tietotaito on kasvanut erityisesti investointihankkeiden ekologisen vaikutuksen laskemisen suhteen ja tässä erityisesti kun ajatellaan muita mm, vastaavia pankkeja, niin esimerkiksi Euroopan unionin äh, kaakkois-eurooppalaisissa maissa on tehty tällaisia negatiivisia investointeja. Näin ei, ei tulisi osallistua esimerkiksi liittyen näihin hiilivoimaloihin, joista on puhuttu. Ehkäpä EIP voisi äh, sitoutua äh, hankkeisiin, joissa se voisi tarjota kumppaneilleen sitten myös oppia vaikutusarviosta ja niin edelleen. Kappaleessa neljä ehdotan, ehdotetaan, että asian suuntautuvia suoran ulkomaiseen investointien perustuvia tukitoimia tulisi lisätä. En ole tästä ihan varma. En tiedä, pitäisikö tähän toimintaan sotkea julkista investointipankkia. Suuryritykset voivat kyllä Kiinaan investoida ilman EIPtäkin, eikä EIPtä tulisi käyttää siihen, että eurooppalaisia yrityksiä tuetaan niin, että ne saavat kilpailuetua, kansallisia mm, juuri jaloilleen nousseita yrityksiä vastaan missään tahansa. Mutta tästä tulee varmaan oikein hyvä ehdotus. Kiitoksia. Sitten Dartmouth. Um, thank you, Mr. Chairman. Um, I just got two very, very, very... No, kaksi ihan suorasukaista kysymystä. Valmistelijan mukaan ykköskorsa 10 prosenttia EIPn luototuksesta menee liiketoiminnan EUn ulkopuolella. Ja kun viimeksi paneuduin siihen, niin siellä on aika merkittävä osa EIP-luototuksesta, joka meni EUn ulkopuolelle ja yrityksille, laitoksille muissa kuin EUn jäsenvaltioissa. Kysyisin EIPltä, jos joku täällä on, onko jotain suunnitelmia muuttaa tätä politiikkaa vai jatkuuko se, onko suunnitelmia muuttaa. Toiseksi, viime kerralla kun kävin läpi yhdistyneen kuningaskunnan osuutta, niin se oli noin 60 prosenttia varoista, 9 miljardia euroa jotakuinkin. Operatiivisesti ajatellen EIPtä ihan vain ajatellen operatiivista puolta EIPssä, niin miten EIP aikoo tätä osakkuutta Brexitin jälkeen hoitaa. We have to close. Kiitos. Tässä aika alkaa olla jo kortilla, koska meidän on päätettävä kokous tasan puolelta. Nyt puheenvuoron saa komissio ihan ihan lyhyesti ja sitten EIP voi vielä vastata kysymyksiin. Kiitos. Komissio voi puhua ihan ihan lyhyesti. EIPn toiminta on saanut paljon näkyvyyttä viime vuosina ja mm, kiitämme myös tätä valiokuntaa lausunnosta kontvaliokunnan mietintöön. Me tulemme seuraamaan niin teidän lopullisen lausuntonne viitauksia kuin sitten äh, mietinnönkin. Ja muistuttaisin äh, todella vielä sitä, että me täysin otamme huomioon äh, juuri nämä maahanmuuton syvimmät syyt. Kiitos. Kiitoksia. Sitten oli kysymyksiä Eipel. Olkaapa hyvä. Yes. Um, niin, kiitos puheenjohtaja. Kiitos kutsusta. Ehkä nämä pari viimeistä kysymystä mitä haluatte No, ensimmäinen kysymys. EIPn luototus ulkoisille toimille, se säilyy 10 prosentissa, koska se on näin järjestetty, että ainakin tämän verran menee EU-ulkopuolelle. Ja kuten komission kollega totesi, niin te tiedätte, että poliittiset neuvottelut ulkoisesta luotuksesta on saatettu päätökseen. Ja täysistunnossa siitä äänestetään 7. helmikuuta parlamentissa. Ehkä varmasti tiedätte myös, että EIP on tekemässä uutta erotusta. Eli että voitaisiin kehityspankkia tavallaan ruveta luomaan EIPn sisällä yhdessä komission jäsenvaltioiden ja muiden kanssa niin jos ajatellaan erilaisia kehityspankkeja, niin että EIP voisi paremmin vielä rahoittaa hankkeita myös EU-ulkopuolella. Totta kai tukien eu tavoitteita EUn ulkopuolellakin yhtä lailla kuin EUssa. Se, että on oma EIP-yksikkö tätä varten, ehkä myös valmiimpi suurempiin riskeihin. Se, että siinä panan yhteen kaikki tämä toiminta myös näkyvyyden hyväksi. Varmasti riskin jakokin onnistuu paremmin luototuksessamme. Tämä myös me voimme ottaa enemmän riskiä. Sitten Brexitistä. Totta kai on ilmiselvää, että maaliskuun jälkeen ensi vuonna EIP menettää merkittävän osakkeenomistajan 16 prosenttia. Pääomasta katoaa. No nyt emme ole kauheasti mitään kehitelleet, koska tuemme Barnien tiimiä neuvottelussa silloin, jos tarvetta on, jotain ei tulevia asioita tulee esille. Emme tietenkään suoraan käy neuvottelua yhdistyneen kuningaskunnan kanssa jatkosta pankissa. Ei tietenkään kansanäänestys saanut kovin myönteistä vastaanottoa. Ja totta kai se on merkittävä tappio EIPlle, kun yhdistyneen kuningaskunta lähtee. Ensi vuoden maaliskuun jälkeen sitten nähdään, miten siihen puuttua. This Kiitos. Näin tämä keskustelu on päättynyt. Määräaikatarkistusten jättämiselle on 25. tammikuuta kello kuusi illalla. Tällä kertaa hyvä. Sitten välittömästi siirrymme esityslistan kohtaan 27. Meillä on kuusi minuuttia aikaa yhteistyötä ja vastavuoroista hallinnollista avunantoa tulliasioissa koskeva Euroopan unionin ja muiden Seelannin välinen sopimus. Muissa korvaa Kasparin, olkaapa hyvä. Thank you, Chair. Uh, Daniel Kaspari. Kiitos. Daniel Kaspari pahoittelee myöskin, ettei päässyt tänään paikalle. Hän pyysi, että esittelen asian hänen puolestaan tarkkuuden nimissä. Luen hänen muistiinpanonsa ääneen. Esittelijä pyytää, että intavaliokunta hyväksyy sopimuksen EUn ja Uuden-Seelannin välillä. Yhteistyö ja vastavuoroinen apu tulisijoista on kyse. Uusi-Seelanti allekirjoitti tämän sopimuksen vuonna. Tarkoituksena on kehittää ja vahvistaa yhteistyötä ja hallinnoista avunantoa tulliasioissa EUn ja Uuden-Seelannin välillä. Erityisestikin siinä luodaan oikeudellinen perusta yhteistyökehystä varten, jonka tarkoituksena on varmistaa toimitusketju ja toisaalta mahdollistaa sen, että tietoja vaihdetaan tullilainsäädännön asianmukaista täytäntöönpanosta, myöskin ennaltaehkäisy ja tullilainsäädännön rikkomusten estäminen on tässä taustalla. Täällä estetään laittamia tuotteita pääsemistä EU-markkinoille esimerkiksi. Meillä ovat FTA, vapakauppasopimusneuvottelut, joiden suhteen lokakuussa 2017 annettiin vihreää valoa. Sopimus, josta tänään keskustellaan, voidaan nähdä uutena lisäaskeleena jo kahdenväliseen investointisuhteeseen, jo olemassa olevan kahdenväliseen investointisuhteeseen maiden välillä. Tämä on vasta ystävällismieliset yhteistyön perustuvat suhteet tullin alalla, hallinnon yhteistyö tullin alalla on sopimus, jonka tapaisin myöskin Kanadan, Korean, Hongkongin, Yhdysvaltain, Kiinan ja Japanin kanssa. Ja sitten uskoa siksi, että nyt on aika saada aikaan tällainen sopimus läheisen kumppanin, kuten uuden seurannenkin kanssa. Kiitoksia kovasti SDstä. Pika pika Karoliine. Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti vain. Euroopan parlamentilla on vain oikeus hyväksyä tai hylätä sopimus. Kuten todettiin, on tärkeää, että syvennämme suhteita uudet, uuteen help, helpotamme kauppaa uudelleen kanssa. Ei näe mitään syytä epäillä asian mielekkyyttä. Siksi tulemme äänestämään tämän asian puolesta. Tässä kaikki. Erinomaista. Lyhyesti ja tiivikkäästi. Haluaako komissio lausua? Ei, juu, ei. Selvä. Niinpä kerron, että määräkä tarkoitus jättämiselle on Aero I think you might regard it as, I think you might regard it as, almost incomplete. Mä olen lähes epätäydellinen. Pari asiaa toteaisin. Kaksi kiintoista faktaa, jotka tuli esille viime vuoden lopulla. Yhdistynyt kuningaslla oli uusi uuden kanssa sopimus ennen kuin 735 liityttiin tähän. Siirtymäkausi päättyi 75. Sitten toinen fakta. Uudella seenallina on kauppasopimus Kiinan kanssa. Eikä ole mitään mahdollisuuksia, että Euroopan unioni on Kiinan kanssa sopimusta lähitulevaisuudessa. Eli tästä voi jotain johtopäätöksiä tehdä näistä faktoista, mutta ehkä vähän myöhään. Jääkö tähän ja kiitos tästä ja kiitos kärsivällisyydestä puheenjohtaja. Kiitos teille. No niin, määräaikatarkistusten jättämiselle. 30. tammikuuta ilta kuudelta. Eli seuraava kohta 28. Se on suosikkini. Niin onko muita asioita? Ei. On vielä. Point of order, uh, which is just for the... Just... Ihan vain työjärjestyspuheenvuoro. Tänä aamuna kokous päätettiin kello 12 tai oikeastaan ennen 12 jo. Meillä on hyvin paljon aikaa vielä käytetessä, mutta toisaalta iltapäivänä esitystä oli niin täyteen sullottu, että aloitimme etuajassa ja monet kollegat ja asiantuntijat saivat liian vähän aikaa. He tulivat hyvin kaukaa, eikä he ole tilaisuutta sanoa kaikki, mitä olisivat sanoa. Kenties voisin nyt pyytää, että sihteeristö hieman harkitsisi enemmän, kuin laatii niin, että aamulla lopetetaan etuajassa ja sitten iltapäivään survotaan kaikkimaiset asiat. Nobody knows exactly. Pääongelma on se, että kukaan ei tiedä tarkalleen, kuka jäsenistä on kulloinkin paikalla. Jos voitte taata minulle, että kaikki jäsenet ovat aina paikalla ja pyytävät puheenvuoroa, niin sitten tietenkin ne voimme laskea äh, käytettävissä olevan ajan kunnolla, mutta kun yleensä kaikki eivät ole paikalla, eivätkä pyydä puheenvuoroa, ja joskus taas käy niin, että monet jäsenet pyytävät puheenvuoroa. Ja tällöin tietenkin aika laskelmamme eivät ehkä ole ihan kunnossa, mutta me teemme kyllä kaikkemme taataksemme kunnollisen asiain käsittelyn. Kiitos paljon ei muita asioita. Seuraava kokous 19.20. helmikuuta. Kiitos.